Good afternoon, everybody. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos, että olette tulleet Brysseliin Euroopan parlamenttiin tähän hyvin tärkeään tapahtumaan. Hyvää iltapäivää siis kaikille hyvät ystävät. Tervehdimme teitä kaikkia ja nyt puhun Italiaa. Arvoisa komission puheenjohtaja Jean-Claude, hyvä komission jäsen Tibor. Hyvät ministerit Bulgariasta, Saksasta, Kreikasta, Kroatiasta ja Latviasta. Arvoisa kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, hyvä maestro Michel Schach, maestro Baaren Voim, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo avata tämä Euroopan kulttuuriperintökonferenssi joka järjestetään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä nyt vuonna 2018. Kyse on aloitteesta, jota parlamentti yhdessä koulutus- ja kulttuurivaliokunnan kanssa on työstänyt. Haluaisin kiittää kaikkia teitä, erityisesti EUn nuorisoorkesteria ja kiitän myös siitä, että he soittivat Nabukkoa, joka on lähellä sydäntäni. Orkesteri hienosti soitti tässä Hovartin, Verdin ja Beethovenin nuotteja. Kiitän myös Euroopain kantoorkesteria. Kyse on siis orkesterissa, jossa on 40 lasta, 6-12-vuotiaista, ja saamme pian kuulla, kuinka he laulavat tai soittavat aidan, aida-oopperan aarioita. Tervetuloa heillekin. Odotamme innolla heidän esitystään. Täällä parlamentissa, kansalaisten talossa, olemme vakuuttuneita siitä, että luovuus on eurooppalaisuuden sielu. Olemme kutsuneet tänne tänään arvovieraita alan kulttuurialan edustajia, eurooppalaisen kulttuurin edustajia. Ylpeydellä olemme kutsuneet tänne Jean-Michel Jarren, säveltäjä, muusikko ja tuottaja, maestro Daniel Barenboin pianisti ja orkesterin johtaja. Ezio Bosso, orkesterijohtaja, säveltäjä, Thierry Marsk, keittiömestari, Mathilde Lekote, valokuvaaja ja muotoilija – Radu Mihaileanu, elokuvaohjaaja ja myöskin Lux-palkintojuryn kunnianpuheenjohtaja. Lux-palkinto perustettiin parlamentin toimesta vuonna 2007. Kiitämme, että olette tulleet tänne Euroopan parlamenttiin tänään. Tällä tapahtumalla haluamme kehottaa äh, kansalaisiamme uudelleen löytämään Euroopan kulttuuriperinnön tärkeyden. Yli kolmen tuhannen vuoden ajan olemme rakentaneet juuriamme, ja nämä 3000 vuotta ovat muokanneet yhteistä identiteettiämme. Emme saa unohtaa näitä juuria. Meidän pitää siis katsoa optimistisesti samalla tulevaisuuteen. Olemme yhdessä saaneet rakennettua arvo, EU, arvojen unionin, se perustuu vapauteen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja se on ennen kaikkea yhteisen historiamme ansiota. Tämä identiteetti on syntynyt Välimeren saarten ja rantojen välillä, edennyt jokia pitkin ja matka jatkuu. jatkuu jatkui amfiteattereissa filosofisten teosten satiiristen teatterinäytelmien kautta ja lopulta saapui Roomaan. Keskiajan yli elettiin, jaettiin antiikin tietoa ja taitoa. Kaikki se on levinnyt kaikkialle Eurooppaan. On pystytty myös löytämään uusia kauppa-alueita ja avautumaan kohti muita kulttuureita. Tämän historian ansiosta Eurooppa tunnetaan muualla. Dantesta Caravaggioon, Bachista Mozarttiin, Molterasta, Manchotin, Van Goghista Picassoon, Camusta Pirandelliin. Tämän erinomaisen erityisen matkan ansiosta – puolet Unescon maailmanperintökohteista sijaitsee Euroopassa. Meidän täytyy tietää, ketä me olemme, emmekä saa pelätä avautumista kohti muita kulttuureita. Mitä vahvempia me olemme, mitä paremmin tiedämme tämän oman taustamme, sitä paremmin voimme tulla toimeen myös muiden kanssa. Kaikista heikompia ovat ne, joilla ei ole omaa identiteettiä, jotka pelkäävät muita. Tämän historian ansiosta Eurooppa on luovan taiteen, luovan alan johtaja. Ja meidän täytyy myös jatkaa tämän huippuosaamisen etsimistä. Nämä alat ovat todella dynaamisia. Ne luovat uusia mahdollisuuksia erityisesti nuorille, jotka saavat näin hyviä työpaikkoja. Ja onkin arvioitu, että kulttuuriala työllistää kaksi, tai luo 27 välillistä työpaikkaa yhtä suoraa työpaikkaa kohden. 7,8 miljoonaa henkilöä unionissa työskentelee kulttuuri- ja luovilla aloilla. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua, jotta voimme suojella ja varjella luovuutta myös digitaalisella aikakaudella. Jos me emme tue luovuuttamme. Siitä kärsii koko mantereen talous. Meidän täytyy tukea nuoriamme, jotka haluavat kirjailijoiksi, ohjaajiksi, muotoilijoiksi, muusikoiksi ja muiksi tässä maailmassa, jota dominoi teknolo- dominoivat teknologian jätit. Meidän täytyy paremmin saada kulttuuritarjontaa avattua parlament, Euroopan parlamentti on tässä edelläkävijänä. Haluaisin kiittää kollegoitani erinomaisesta työstä, kun audiovisuaalisia palveluja koskeva direktiivi saatiin uudistettua. Se mahdollistaa nyt myös eurooppalaisen sisällön lisäämisen tilauspalveluihin. Myös aloitteet, kuten Lux-palkinto, edistävät moni- kulttuurin monimuotoisuutta elokuvan alalla. Luovuus vaatii investointeja ja kovaa työtä. Ja sitä tehdään tällä hetkellä ilman kunnollista palkkiota. Me emme voi sietää ja emme voi suvaita sitä, että Euroopan luovuus ja sen hedelmät menevät suurten verkkotoimijoiden käsiin. Liian usein välitetään verkossa musiikkia, elokuvia tai lehtiartikkeleita tai kirjanpätkiä ilman, että siitä saa mitään korvausta. Siksi pitää myös varmistaa se, että voidaan suojella teollisia tekijänoikeuksia. Muualla maailmassa Eurooppa on tyylin, tiedon ja kauneuden synonyymi. Ja se on meidän voimamme. Meillä on kiistämätön johtajuus maailmanlaajuisesti. Ja tätä perintöä, kulttuuriperintöä ei voi siirtää muualle. Me haluamme, että tässä nähdään kulttuurin kautta uudelleen elpyminen sekä politiikan että talouden alalla. Seuraavat kymmenen vuotta ovat ratkaisevat, koska kansainvälisten matkustajien määrä tulee tuplaantumaan jopa kahteen miljardiin. Ja matkustajat etsivät täältä kauneutta, myöskin eurooppalaista ruokaa. Tämä voi olla ehtymätön lähde tavaroiden ja palveluiden kysynnän uudistamiselle ja viennille. Sen hedelmät vaikuttavat myöskin tärkeisiin ydinalaihin, kuten kuljetus, rakennusala, ja elintarviketeollisuus. Euroopan kulttuuriperintö on todella tärkeä asia sekä taloudelle että Euroopan alueiden ja kaupunkien houkuttelevuudelle. Innovaatio on todella tärkeää ja meidän on kannustettava tätä potentiaalia. Ajattelen tässä muun mm. muassa museoiden digitalisoimista tai sitten aika, eräänlaista aikamatkustamista. Meidän täytyy tukea tätä kaiken erilaisten aloitteen kautta. Meidän täytyy muun muassa voida digitalisoida kulttuuriperintömme. Tässä voidaan mainita kunnianhimoinen hanke Venetsian aikakone, jossa on tarkoitus digitalisoida 10 tai tuhat vuotta Venetsian valtion arkistoja. Hyvät naiset ja herrat, Kulttuuriperintö ei edusta pelkästään meidän juuriamme, vaan se on myös osa tulevaisuuttamme. Yhteis, yhteinen tunne eurooppalaisuudesta ei mene pelkästään talouden ja turvallisuuden Euroopan keskuspankin kautta. E- kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi on todellinen tilaisuus, jota me emme voi jättää käyttämättä. Tähän perustuu koko meidän eurooppalainen tulevaisuutemme ja matkamme. Vain jos tiedämme tämän, voimme estää sen, että eurooppalainen unelma päättyy. Tällä hetkellä elämme hyvin hankalia aikoja. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerille – joka, myös hän, joka, joka hänkin on tehnyt hyvin paljon komission puheenjohtajana varjellakseen Euroopan kulttuuriperintöä. Kiitos. Monsieur le Président, Arvoisa puhemies, hyvä Antonio, valiokuntien puheenjohtajat, ministerit, Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kunniavieraat. Minulla on kunnia olla tänään paikalla tässä edessänne. Näinhän aina sanotaan. Äh, harvoin se pitää paikkansa, mutta tänään todella näin on. Me olemme kokoontuneena konferenssiin, joka on hyvin tärkeä, niin kuin tiedämme. Haluan kiittää Antoniota siitä, että sain kutsun tähän tilaisuuteen. Jean Monnet kuulemma sanoi, että jos hänen tulisi käynnistää eurooppalainen rakentaminen ja seikkailu uudestaan, niin hän lähtisi liikkeelle kulttuurista. Mutta hän ei kyllä sanonut tätä lausetta koskaan, mutta olisi toki voinut sen sanoa. Tämä lausehan muistuttaa häntä kovasti. Se paljastaa Euroopan rakentamisen tarpeet. Aina vain uudelleen on korostettava näitä eurooppalaisia arvoja, jotka muodostavat meidän eurooppalaisen kulttuuriperintömme. Kyse on ihmisarvosta, solidaarisuudesta, meidän kaikkien välillämme. Solidaarisuus on osa Euroopan unionin perussopimusta. Tämä solidaarisuus uusiutuu päivä päivältä. Solidaarisuus kuitenkin liian usein viime vuosien aikana on mm, vahingoittunut, haavoittunut. Haavoittuvuus on lisääntynyt ja meidän on tarjottava eurooppalaista johdonmukaista vastausta esimerkiksi maahanmuuttokriisiin. Usein tämä solidarisuuden haavoittuminen on johtanut myös pysyvämpiin vaurioihin. Ja tämä pitkälti johtuu siitä, että tunnemme toinen toisiamme liian huonosti. Kun olin kauan sitten lapsi, niin Luxemburissa koulussa. Meillä oli kotiseutuu asioita käsitteleviä oppitunteja. Perehdyimme alueemme erikoispiirteisiin ja historiaan. Kulttuuriperinnössä kyse on tavallaan näistä samoista asioista. Näitä oppitunteja nyt vain opettelemme Euroopan laajuudella. Kyse on siitä, että meidän on perehdyttävä unioniin koko sen laajuudessa ja moninaisuudessa. Ihmiset ovat kiintyneitä omaan kotiseutuunsa, maisemaansa, perinteihinsä ja ihmiset ovat kuitenkin päättäneet eh, yhdistyvänsä, tekevänsä yhteistyötä niin, että kaikki hyötyvät eh, tästä yhteistyöstä. Eurooppa koostuu tästä moninaisuudesta ja sen takia se onkin rikkaampi tässä mielessä verrattuna monen muuhun alueeseen ajattelen aivan erityisesti tässä nuoria ja sitä, miten Euroopan unioni on saanut aikaiseksi rauhan tälle mantereelle, jota niin monet sodat ovat aikoinaan repineet. Meitä edeltävät sukupolvet ovat ponnistelleet tämän aikansaamiseksi ja 40-luvulla sodan jälkeen todettiin, että ei enää koskaan sotia – ja sitten on toimittu sen mukaisesti, että saataisiin tästä prosessista hyötyjä, eikä enää koskaan sotaa. Kyse on kuitenkin paljon muustakin kuin markkinoista ja sisämarkkinoista ja kauppavaihdosta meidän ja muiden välillä. Kyse on paljon muustakin kuin yhtenäisvaluutasta. Minä en kuulu niihin, jotka katsovat, että Euroopassa kyse on rahasta ja kaupasta. Eihän tästä ole kyse, vaan Euroopan integraatiossa on kyse ennen kaikkea siitä, että joka päivä eurooppalaisten taidot ja osaaminen tuodaan yhteen. Tämä tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia. Erasmus Plus-ohjelman ansiosta on ihmiset voivat perehtyä muihin maihin. Tämä on suuri menestys. Eurooppa ja tämä Erasmus-ohjelma tarkoittavat juuri tätä. Miljoonat nuoret ovat voineet osallistua tähän ohjelmaan, ovat saaneet siitä välittömiä tuloksia. On syntynyt valtavasti niin sanottuja Erasmus-vauvoja Erasmus-pariskunnille, ja tämäkin on lähentänyt ihmisiä toisiinsa Erasmuksen ansiosta. Tämä on se järkevä, hyvä vastaus, jonka voimme tarjota typerään nationalismiin eh, ja ristiriitoihin. Mitä enemmän eurooppalaiset matkustavat, niin sitä enemmän he perehtyvät eh, muihin ihmisiin, heidän menneisyytensä, historiaansa, perinteisiin ja Euroopan rakentaminen, joka tarvitsee nimenomaan nuoria tuekseen, näin vahvistuu. Tästä syystä komissio on päättänyt kaksinkertaistaa ne varat, joita käytetään Erasmus Plus-ohjelman tukemiseen tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. En portant les volumes. Rahoitusosuus Erasmus-ohjelmassa on 14,17 miljardia euroa. Nämä rahat eivät mene hukkaan, vaan investoimme siinä Euroopan tulevaisuuteen – kun ajattelemme unionia ja jäsenvaltioita, niin kysehän ei ole mistään neutraalista kirjanpitotoiminnasta, vaan kaikki budjetit ja erityisesti meidän budjettimme tarkoittaa sitä äh, kunnianhimon tasoa, mihin me pyrimme. Äh, Erasmuksen yhteydessä ja nuoriso työllisyyden yhteydessä kyse on tulevaisuudestamme. Me rakennamme samanaikaisesti myös eurooppalaista identiteettiä yliopistojen kautta ja usein unohtuu, että kun luomme työpaikkoja ja talouskasvua, niin sekin tarkoittaa juuri tätä. Luova ala tarkoittaa Euroopassa yli 7 miljoonaa työpaikkaa. Tulevassa unionin budjetissa tai oikeastaan seitsemässä tulevassa budjetissa – tarkoitus on lisätä tätä iskuvoimaa, jos näin voi sanoa, luovan Euroopan puolesta. Haluamme kehittää synergiaa myös muiden ohjelmien kanssa, esimerkiksi Horizon for Europe-ohjelman kanssa. Se tukee innovointia ja tutkimusta media-alalla ja kulttuurin alalla. Invest EU on myös tärkeä ohjelma. Haluamme saada liikkeelle yksityisiä investointeja myös kulttuurialan PK-yritysten hyväksi. Sitten meillä on myös digitaalisen Euroopan ohjelma, joka sekin omalta osaltaan osallistuu tämän kulttuuriperinnön alan digitaaliseen muutokseen. Digitaalisuuden ja perinnön tulee kulkea käsi kädessä. Tarvitaan totta kai harmonia näiden välille kaikki luovan alan toimijat, onpa heidän työnsä sitten verkossa tai sen ulkopuolella, ansaitsee tasa-arvoisen korvauksen. Sen takia olemme ehdottaneet sitä, että eurooppalaisia sääntöjä tekijän- ja teollisoikeuksissa tulisi päivittää. Tarvitaan toisaalta sitä, että huomioimme luovien alojen toimijoiden oikeudet, tasa-arvon ja tarjoamme myös eurooppalaisia alustoja verkossa, jolla näitä teoksia voidaan levittää. Toivon, hyvä Antonio, että lainsäätäjät, yhteislainsäätäjät käsittelevät ja hyväksyvät nopeasti tämän älykkään ja viisaan ehdotuksemme. Hyvät ystävät, olen vakuuttunut, että näinä aikoina, kun Eurooppa jälleen kerran äh, on kriisin edessä, niin muistamme tämän Jean Monen lauseen. Eli lähdetään liikkeelle kulttuuria rakentamalla. Eurooppalainen kulttuuri Äh, välittyy myös muualle maailmaan. Eurooppalainen kulttuuri on sellaista, että maailmanlaajuisesti puolet äh, maailmanlaajuisista kulttuuri, kulttuuriperintökohteista sijaitsee todella Euroopassa. Kun kunnioitamme edistämme kulttuuria, niin me kunnioitamme itse itseämme. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos oikein paljon Euroopan komission puheenjohtajalle. Voitte luottaa Euroopan parlamentin tukeen unionin lainsäätäjänä ja budjetissa 2021-2025 on varmasti mukana hankkeita kulttuurien ja nuorten asioiden edistämiseksi. Nyt sitten vuorossa ovat vieraamme Ensimmäisenä hyvin tärkeä taiteilija Jean-Michel Jarre. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kulttuuriministerit, hyvät naiset ja herrat, ystävät. Vaikka olen esiintynyt paljon erilaisilla näyttämöillä ympäri maailman, niin tämä on kuitenkin hyvin erikoinen tapahtuma olla, ja tilaisuus olla täällä. Kiitän puhemies Tajania tästä kutsusta Euroopan kulttuuriperintökonferenssiin. Kulttuuriperintöä pidetään joskus vähän vanhentuneena asiana, vanhana rakentana, jonkinlaisina vanhan ajan raunioina – ja kun minut esitellään usein elektronisen musiikin edelläkävijänä, niin eh, minä tietysti haluan, että kulttuuriperintöä digitalisoidaan ja katsotaan kohti tulevaisuutta. Minä ja muutkin tai, taiteilijat, artistit täällä läsnä ovat varmasti samaa mieltä siitä, että tässä ei pidä rajoittaa toimia vain, tai huolet eivät rajoitu vain tämän alan toimivoihin, vaan kaikki pitävät ne mielessä. Kaikilla on perheenjäseniä, jotka haluavat ehkä muusikoksi, elokuvaohjaajaksi, näyttelijäksi tai muuksi. Ja jos emme eh, edistä oikeudenmukaista taloutta ja edistä sitä, että verkon kautta voidaan tasapuolisesti jakaa kulttuurisisältöä, niin tätä ei, tässä ei voida onnistua. Meidän täytyy varmistaa, että on resurssit jatkossa niin kuin menneisyydessäkin. Ja siksi teollis- ja tekijänoikeusdirektiivi, josta on tarkoitus hyvin pian äänestää, on hyvin tärkeä asia. Eh, minkä ansiosta Verdi kukoisti ja Mozart sitten ajautui kriisiin. No toisella on teollis- ja oikeudet ja toisella taas ei. Tämä asia on hyvin tärkeä artisteillemme. On hyödynnettävä uusi teknologia ja parinkymmenen vuoden ajan internet on suorastaan aiheutunut vallankumouksen ole, olemassaolossamme, mutta tämä pitää hyödyntää. Sitä ei saa nähdä minään pelkkänä uhkana, vaan meidän täytyy myös hyödyntää se. meidän luova sisältömme voi rikastuttaa hyvin monia eri tahoja. Tarvitaan myös säädöskehys, jotta voidaan neuvotella vaikkapa YouTuben ja muiden alustojen kanssa. Kyse on siitä, että YouTube vaikkapa pitää itseään erilaisena alustana kuin tietyt sisältöalustat, eli YouTube pitää itseään arkistoalustana ja näin välttää tekijänoikeusmaksut. Monet elokuva- ja musiikkifanit ovat viime vuosina kehittäneet tällaisia verkkoalustoja, joista on tullut todellisia jättejä, mutta niissä ei ole huomioita, huomioitu tekijänoikeuksia ja jatkossa ne voivat aiheuttaa suuren uhan, jos tekijänoikeuksia ei oteta huomioon. Vähän sama asia kuin joku jättäisi noudattamatta liikennesääntöjä sillä varjolla, että jokaisella on oikeus liikkua autolla. Ja toisaalta paradoksaalisesti luovan alan teollisuus ei ole koskaan voinut näin hyvin, kuten Junkerkin juuri muistutti. Mutta kuitenkaan tämän alan ydin, eli ne itse tekijät eivät koskaan ole saaneet yhtä vähän palkkioita. Olipa sitten kyse televisiosta, lehdistöstä, radiosta, kaikki ne ovat mukana verkossa ja ne jakavat luovaa sisältöä. Ja kyse on näistä uusista medioista ja niitä varten täytyy luoda sellainen säädöskehus, että myös luovan sisällön tekijät voivat elää työllään. Nyt kaikki katsovat kohti Eurooppaa. Ja jos teollis- ja tekijänoikeusdirektiivi menee läpi, niin sillä on sitten dominoefekti. Kaikki muutkin rupeavat ehkä toimimaan. Ja jos ei tässä onnistuta, niin sitten meille ei tule seuraavaa Almodovaaria, Welbeckia tai Coldplayta. Jotkut vastustavat tätä sellaisilla argumenteilla, jotka eivät pidä lainkaan paikkaansa. Esimerkiksi Washingtonin kongressi puhuu siitä, että teolliso- ja tekijänoikeudet ovat vain joku vanhahtava juttu, joka, jonka eurooppalaiset ovat keksineet. Teolliset tekijänoikeudet ovat todella tärkeä asia, koska siinä on kyse siitä itse teoksesta ja siihen liittyvistä oikeuksista, ei siis jostakin fyysisestä asiasta. Ja jotkut yrittävät uskotella, että me luovat taiteilijat vastustamme uutta teknologiaa ja kehitystä ja jotenkin vaadimme sensurointia. Tämä on skandaalimaista. Mehän nimenomaan juuri haluamme edistää kulttuuria, haluamme myös nykyaikaistaa luovaa kulttuuria. Ja itse mielelläni käytän sekä studiossa että lavalla uutta teknologiaa, mutta silti täytyy kunnioittaa teollisia tekijänoikeuksia. Jos näin ei tehdä, joku väittää, että teollisen tekijänoikeuksien suojelu olisi jonkinlaista sensurointia. Ei, aivan päinvastoin. Kun ajatellaan muutama päivä sitten mielenosoitusta sananvapauden puolesta et, niin, ja siitä, että jotkut PK-yritykset tällä alalla ovat kuolemaisillaan. Muistakaa, tämä kyse on meidän ammatimista, ammatistamme. Mutta me emme ole täällä esittämässä yhtään mitään. Monet artistit ovat joskus ehkä vähän kömpelöitä ja heitä hävettää puhua omasta tuotteestaan tai luovuudestaan ja siksi tarvitaan lainsäätäjiä. Teollisia tek- te- tekijänoikeudet on nähtävä sellaisena asiana kuin talous nähtiin joitakin vuosikymmeniä sitten. Tässä täytyy yhdistää kulttuuri, luonto ja muu. Ja tätä varten täytyy luoda resurssit. Muistan, kun Googlen johtaja kävi vierailemassa joidenkin Euroopan johtajien kanssa – johtajien luona ja myös Sarkosin äh, Hollandin luona. Ja siellä sitten jaettiin halpaa alkoholia ja puhuttiin tästä. Ja nyt voidaan ajatella, että YouTube jotenkin vähentää tarjontaa. Tässähän ajaudutaan 84 Orwellin tilanteeseen. Äänestäkää, mitä äänestätte, mutta haasteet ovat tässä. Afrikka ja nousevat taloudet ovat vielä heikommassa asemassa kulttuuriidentiteettinsä, kieltensä tulevaisuuden suhteen. Tästä puhutaan eräänlaisena aineettomana kulttuuriperintönä. Ja myös Amerikan taiteilijat ja kaikki muutkin katsovat nyt kohti Euroopan parlamenttia. Teillä on suuri vastuu Eurooppa on aina näyttänyt esimerkkiä kulttuurin kunnioittamisen ja ilmaisunvapauden alalla. Ei pidä heikentää tätä. On varjeltava kieliämme, monimuotoisuuttamme ja kulttuuriidentiteettiämme. Kunnioittakaamme siis luovaa alaa. Tällaiset elokuvat ja muut teokset eivät ole mitään jukurttipurkkeja, jotka voi vain heittää roskikseen – nyt kyse on siitä, että taiteilijat ovat aina edistäneet ja taistelleet ilmaisuvapauden puolesta. Ja jotkut väittävät, että säädökset ajaisivat meitä taaksepäin ajassa. Mutta tämä ei ole luoville mikään kiva juttu tai joku ny- jotain nykyajan hömpötystä. Kyse on hyvin tärkeästä asiasta ja täytyy luoda sellainen tulevaisuus, jonka kaikki voivat hyväksyä. Ehkä on vähän vaikea tätä sääntelyä saada jotenkin järjestettyä. Se on eräänlaista villiä länttä edelleen, mutta siinä voitaisiin kyllä päästä myös silikon valitilanteeseen. Tiedon jakaminen tai tiedonjako hoidetaan tällä hetkellä lähinnä amerikkalaisten tai aasialaisten taholta. Ja meidän täytyy nyt pitää huolta siitä, että myös tämän mantereen DNAhan kirjattu kulttuuri ja luovuus voidaan välittää samalla tavalla. Eihän tämä paperi sinänsä muuta mitään. Me emme tiedä myöskään, mitä YouTubelle tulee tapahtumaan. Tuskin se muuttuu, mutta kuitenkin tämä epäsuora lobbaus osoittaa, että meidän ääntämme aletaan vihdoinkin kuulla. Ja toivon, että Euroopan parlamenttikin kuulee tämän. Ei, ei juuri mitään tarvitse muuttaa. Se, että säännellään teollisia tekijänoikeuksia, varmistaisi luoville taiteilijoille kunnollisen palkkion, kun kerran teknologiajätit ja tällaiset verkostot ja alustat saavat miljardi, kymmenien miljardien tulot vuosittain. Tätä pitää ajatella tarkemmin, eikä, mitä, eikä tämä johda sensuuriin. Pour conclure, ce que nous voulons aujourd'hui est très simple. Eli mitä me haluamme siis? Hyvin yksinkertaista. Ongelma tulee siitä, että laki, lain, lakimme ovat peräisin internetiä edeltävältä ajalta ja sen lisäksi me emme pääse neuvottelupöytiin. Eurooppalaisten ja muun maailman luovien pitäisi päästä neuvottelupöytään, jotta voidaan varmistaa se, että tulot luovalta alalta jakautuvat tasaisesti ja myös tekijät itse saavat sen palkkion. Mehän siihen tekemiseen juuri osallistumme me haluamme tätä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Kiitos oikein paljon, herra Schaar. Et signor. Ja nyt annan sitten puheenvuoron herra Barenboimille. President Puhemies Tajani, puheenjohtaja Juncker, arvo, arvovieraat, hyvät naiset ja herrat. On minulle suuri kunnia saada puhua Euroopan kulttuuriperintö vuoden juhlassa 2018, kun me juhlimme yhteistä kulttuuriamme ja toivomme yhteistä tulevaisuutta. Tämä juhlinta ei voisi tulla vaikeimpina aikoina, koska me kohtaamme suuria uhkia meidän kulttuuriperintöämme kohtaan. Nyt toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa vaaralliset populisti- ja kansallismieliset liikkeet ovat nousussa koko maailmassa. Meidän tulee vahvistaa ajatustamme jaetusta ja avoimesta ja rauhallisesta, rauhanomaisesta Euroopasta. Se on tärkeämpää kuin koskaan ja meidän tulee käyttää siihen kaikkia mahdollisia välineitä. Pääväline on se, että palaamme faktoihin perustuvaan kulttuuriin. Nykyinen ajan henki antaa liikaa tilaa väärille äh, ajatuksille, uutisille, se, joka huutaa koviten, pääsee lävitse, riippumatta siitä, se, mitä hän, onko se, mitä hän sanoo, totta vai ei. Ja tätä vastaan meidän on taisteltava sekä politiikassa että kulttuurissa. Meidän ei tule unohtaa, että se, mikä on määritellyt Euroopan vuosituhansien ajan, on kulttuuri. Monet maat ovat kehittäneet erilaisia kulttuureita, mutta se mikä on aina edustanut Euroopan manteretta on kulttuurille annettu painoarvo. Luettelo on liian pitkä luettavaksi. Sofakles, Plato, Dante, Beethoven, Goethe, Leonardo da Vinci ja niin edelleen. Mikä muu mantere voisi kehua tällaisella kulttuurisella rikkaudella ja syvyydellä. Ja tämä on hyvin pitkälti syntynyt ihmisten joskus ihan oikeutetustakin tyytymättömyydestä globalisaatioon, koska globalisaatio homogenisoi kulttuuria, mikä on itse asiassa uhka meidän kaikkein suurimmalle vahvuudellemme, nimittäin kulttuuriselle monimuotoisuudelle. Patriotismi on ylpeys omasta kotimaastaan, kun taas nationalismissa jätetään muut ulkopuolelle. Jos on epävarma omista arvoistaan ja kulttuuristaan, jos on varma kulttuuristaan ja ajatuksistaan, silloin voi myös hyväksyä muut. Ja tästähän koko maailmassa, maailman kaukkeudessa on kysymys. Se on parempaa kuin globalisaatio ja meidän tulee tehdä työtä sen eteen. Keskipiste Euroopassa on liian kauan ollut taloudellisessa unionissa ja Euroopan kulttuurinen eh, tila on oikeastaan jäänyt täysin jalkoihin. François Mitterrand ja Helmut Kohl eivät todellakaan ajatelleet tätä, kun he asettivat Euroopan agendan ja pitelivät toisiaan kädestä äh, Saksan ja ranskalaisten sotilaiden haudalla. Tärkeintä on, että opimme tuntemaan toisemme kulttuurien kautta, Beethovenin ja Thomas Mannin kautta ja muiden, Baudelairein kautta. Muusikkona minä olen viettänyt elämäni oppimalla tuntemaan muita kulttuureita ja niiden asukkaita, taiteen ja musiikin kautta. Tämä on luonnollisesti valtava etuoikeus, mutta tämä on myös asia, jota meidän tulee rohkaista, rohkaista jokaista kansalaista Euroopassa kokeilemaan. Yksi globalisaation positiivisia näkökulmia on se, että ei että, että on täysin normaalia syödä italialaista ruokaa Japanissa maanantaina, saksalaista ruokaa Pariisissa, japanilaista ruokaa Saksassa. Me olemme todella päässeet pitkälle. Ja nimenomaan monimuotoisuuden kautta voimme kunnioittaa eläviä ja hienoja kulttuureita ja niiden ihmisiä, jotka positiivisesti voivat vaikuttaa toisiinsa. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja ilmaista suruni ja huoleni siitä tosiasiasta, että musiikin opetus on katoamassa kouluista joka paikassa. Musiikki on yksi parhaista keinoista kehittää lasten aivotoimintaa, samoin myös äh, tunne, äh, tunteiden kehittymistä. Unfortunately, into... Ikävä kyllä nykymaailmassa voi olla kulttuurihenkilö ilman, että on mitään yhteyttä musiikkia, ei soita itse aktiivisesti eikä edes kuuntele musiikkia. Ei ole mitään syytä olla kohtelematta musiikkia ihan tavallisena oppiaineena kirjallisuuden, maantiedon ja matematiikan rinnalla – te tulette keskustelemaan tästä ja monista muista aiheista tämän konferenssin aikana ja toivon, että löydätte vastauksia, joka auttaa meidät pääsemään alkuperäisen Euroopan arvoille ja juurille. Yksi niistä nyt mikä on uusi asia on tämä koko ajan muuttuva digitaalinen maisema. Ja myös siinä täytyy arvostaa kulttuuria, samoin kuin niitä ihmisiä, jotka luovat kulttuuria se, että me säilytämme kulttuuria, on tavallaan yhteys myös meidän menneisyytemme ja tulevaisuuteemme. Minä itse tein oman ensimmäisen levytykseni 63 vuotta sitten 1954. No ei se ollut niin hyvä. Mutta tämä levytys ja kymmenet miljoonat muut levytykset ovat nyt saatavilla välittömästi, on, se on valtava etu. Heti kun ö, tehdä, julkaistaan esimerkiksi levy, niin se on globaali välittömästi. Aika uskomatonta, aika hienoa. Siitä huolimatta meidän täytyy tehdä kaikkemme, että voimme arvostaa kulttuuria hyvällä tavalla niin, että, sitä, että se voidaan säilyttää tuleville sukupolville. Koska kaikkien eri alojen musiikin tekijöille on aikamoinen huolenaihe se, että kaikki eivät anna musiikille sen oikeaa arvoa. Olen tietoinen siitä, että Euroopan unioni on uudistamassa teollis- ja tekijänoikeuksia tänä digiaikana ja se on hieno asia, koska jos me haluamme pysyvän yhteyden menneisyydestä nykyisyyteen, niin meidän täytyy sulkea tämä musiikin arvo kuilu. Me musiikkiyhteisössä katsomme teitä, Euroopan unionin lainsäätäjiä, ja uskomme, että te annatte musiikille ja musiikin investoimiselle kunnon mahdollisuuden ja suojan näinä päivinä. Ja miksi unioni pitäisi sitten tehdä näin? Syyt ovat hyvin selvät. Ja niitä on paljon. Mutta kaikkein suurin syy on meidän vastuumme säilyttää tulevaisuudelle ne kulttuurit, joita me olemme koonneet tänne tänään juhliaksemme. Muuten me menetämme sen. Hieman aikaisemmin kuulimme mahtavia nuoria äh, muusikkoja Euroopan nuorisoorkesterista, ja he ovat yksi paras todiste tästä. Internet tarjoaa valtavia etuja kaikille nuorille muusikoille ja vanhemmille muusikoille, kuten minä. Minä olen kuunnellut niin paljon eri historiallisia levytyksiä. Ei niinkään kauan sitten kuuntelin levytystä ähm, Verdin Falstaff äh, vuodelta 1936 äh, festivaaleilta yksi kaikkein kauneimpia esityksiä, mitä olen koskaan nähnyt. Tämä ei ollut mahdollista ennen digiaikaa. Ja nuoret muusikot, jotka voivat käyttää alustoja kuten YouTube kuunnellakseen äh, eri musiikkia ja esitelläkseen itsensä. Mutta heidän täytyy saada reilu korvaus tästä, koska muuten äh, heiltä viedään hyvin tärkeä tulolähde, joka on välttämätön kaikille tuleville kun, taiteilijoille. Meidän on tuettava seuraavaa sukupolvea sen vuoksi, että he tulevat edustamaan eurooppalaista kulttuuria tulevaisuudessa. Avoin, iloinen, kulttuurisesti monimuotoinen, mutta yhteinen Eurooppa on enemmän kuin vain kaunis ajatus. Se on ainoa tie eteenpäin. Ne, jotka ovat eläneet kahden maailmansodan kauhut, tietävät tämän aivan liian hyvin. Euroopan unionin eh, täytyy palata juurilleen jaetun kulttuurin eh, unioniin, jossa kaikkia eh, kulttuureita, historiaa ja taustoja kunnioitetaan ja sitä kautta voimme jakaa yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden. Kiitos, että kuuntelitte minua, meitä, musiikkia. Thank you very much, Mr. Barenboim. Now... Kiitos oikein paljon, herra Barenboim. Seuraavaksi vuorossa Petra Kammervert, Euroopan kulttuuri- ja parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja. Olekaa hyvä. Kiitokset arvon puhemies, arvon komission puheenjohtaja, komission jäsenet, ministerit, naiset ja herrat, hyvät kollegat. Myös minulle on suuri eh, ilo saada kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana osallistua tähän, kulttuuri, eh, tähän eh, kulttuuriseminaariin, joka järjestetään nyt kulttuuriperintövuoden kunniaksi. Aikaisemmat aloitteet ovat, aikaisempia aloitteita on myös tehty tänä vuotena ja niihin on liittynyt erilaisia toimia. Ja tuntuu siltä, että meillä on ollut tässä jonkinnäköisiä käynnistymisvaikeuksia ja nyt me olemme sitten onnistuneet kuitenkin saamaan tämän aikaiseksi komission ja eri järjestöjen ja ihmisten tuella. Tämä hyvin tärkeä aloite äh, liittyy, tai siis tämänpäiväinen äh, konferenssi liittyy tähän tärkeään kulttuuriperintöaloitteeseen. Ja tässä on mukana paljon kansainvälisiä järjestöjä. Kulttuuriperintövuosi äh, on eurooppalainen myös esimerkiksi kunnianhimoiltaan tavoitteiltaan, koska tällä ylitetään kansalliset ja kielirajat. Kulttuuri on ainoa vastaus Euroopan sivilisaation tunnistamiseen. Ja sitä kautta tuodaan mukaan osioita kulttuuriperinnöstä ja niitä painotetaan. Ei ole kysymys ainoastaan aikaperspektiivistä, nimittäin tässä on kysymys yhteys menneisyydestä ja tulevaisuudesta ja sen vuoksi tämä motto Where the past meets the future on hyvä. Tämän päivänä me puhumme tai toteutamme huomista kulttuuriperintöä ja sillä kautta me voimme vastata myös niin haasteisiin, joita meitä kohtaa ja odottaa tulevaisuudessa. Tämän päivämme tapaaminen tarjoaa meille mahdollisuuden yhdessä poliitikkona, kansalaisina, kulttuurin luojina puhua ja miettiä erilaisia näkökulmia kulttuurissa ja löytää ja tavallaan tunnistaa kulttuurin kasvava merkitys eurooppalaisessa politiikassa. Nimittäin äh, se, että ainoastaan äh, talousprojekti riittäisi Euroopan liittämiseen ja syventämiseen, äh, ei ole totta, koska kulttuurin kautta ihmiset voivat identifioitua Eurooppaan ja myös puhutella ihmisiä tunteellisesti. Eikä tässä ole kysymys vain mistään naivista kulttuurioptimismista ja siitä, että kulttuuri olisi yhteinen ratkaisu kaikkiin Euroopan tai maailman ongelmiin. Ei. Kulttuurin monimuotoisuus on kuitenkin suurta, koska se on integroivaa, että tukevaa ja kulttu- mutta kulttuuria ei tule käyttää tällaisena kansallismielisenä äh, välineenä, joka sulkee muita ulkopuolelle, kuten tänä päivänä ikävä kyllä usein käy. Ja olen iloinen siitä, että herra Barenboim määritteli täällä isänmaallisuuden ja nationalismin välisen eron. Se, mistä tänä kulttuuriperintövuotena täytyy olla kysymys on siitä, että meidän täytyy olla vahvoja ja suojella meidän yhteistä kulttuuriperintöämme. Ja minä toivon, että tämä kulttuuriperintövuosi antaisi meille uuden impulssin äh, uudelle eurooppalaiselle äh, kulttuuripolitiikalle myös jäsenvaltioissa – ja olen hyvin kiitollinen herra Barenboimille myös siitä, että hän painotti sitä, miten tärkeää on investoida kulttuurikoulutukseen. Minusta meidän täytyisi nyt tavallaan lopettaa se, että julistetaan teatterissa käynti opetuksena ja se tapahtuu vain siksi, että opettajille ole parempaa ajatusta mistään. Ei, elokuvien, konseptien ja kaikkien täytyy olla selkeä osa, automaattinen osa meidän koulutusjärjestelmäämme. Ja meidän täytyy myös tarkastella sitä, miten voisimme paremmin mahdollistaa ihmisille pääsyn kulttuurin pariin ja nimenomaan niin, että kaikki voivat nauttia kulttuurista. Tämä kulttuuri kaikille, voisi olla hyödyksi koko yhteiskunnalle, mutta minä olen sitä mieltä, että nimenomaan tällainen homogeeninen kulttuuri ei ole se paras palvelus, vaan monimuotoisuudesta kasvaa paljon. Monimuotoisuus on Euroopan unionin moton ydin. Nimenomaan monimuotoisuus ja ylläpito ovat niitä asioita, jotka ovat tärkeitä koko eurooppalaisessa mallissa. Ja sen vuoksi meidän poliitikkojen täytyy myös tulla arvioiduksi sen pohjalta, miten vakavasti me otamme tämän monimuotoisuuden. Kuten esimerkiksi tänä päivänä tässä seminaarissa, meillä on täällä paljon ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kulttuuriset, kielelliset taustat, mutta ikävä kyllä täytyy todeta, että monimuotoisuuden edessä on nyt esteenä populismi ja autoritarismi. Ja me emme nyt saa antautua, vaan meidän täytyy olla voimakkaita ja toimia yhdessä ja työskennellä kovasti sen puolesta, että kulttuuri yhdistetään perusarvoihin, nimittäin vapauteen ja kunnioitukseen – ja että sitä, sillä tavalla toimitaan myös poliittisesti ja tällä tavalla toimitaan Euroopan parhaaksi, kansalaisten parhaaksi ja sen lisäksi luonnollisesti toimitaan vielä poliittisesti niin, että tämä toteutuu. Thank you very much, Petra. Kiitos oikein paljon, Petra. Seuraavaksi Dimitrov Roman, Bulgarian kulttuuriministeri. Puhemies Tajani, puheenjohtaja Juncker, valiokunnan puheenjohtaja Kamerevert, komission jäsen Navracic, ministerit, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on etuoikeus olla tänään paikalla tässä tilaisuudessa yhdessä avaamassa kulttuuriperintökonferenssia. Kyse on yhteydestä menneen ja tulevan välillä. Ensin haluan kiittää puhemies Ajan ja hänen kutsustaan osallistua tähän tilaisuuteen. Haluan kiittää myös teitä kaikkia muita siitä, että olette paikalla tässä salissa – läsnäolollanne osoitatte, miten tärkeä tämä korkean tason konferenssi on. Konferenssi on omistettu sivilisaatiomme tärkeimmille saavutuksille, kulttuuriperinnölle ja pyrkimykselle kehittyä myös tulevaisuudessa. Kyse on yhteisestä hyvästä, kun puhumme kulttuuriperinnöstä. Se on entistä tärkeämpää koko Euroopalle, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Kun osallistumme kulttuuriperinnön toteuttamisen katsomalla, kertomalla siitä, niin samalla saamme mahdollisuuden katsoa tilannetta ikään kuin toisin silmin. Näemme tilanteen myös muiden ihmisten näkökulmasta. Kulttuuriperintö välittää hyvin vakaata, selkeää viestiä. Se selkeyttää meidän kokemuksiamme. Tänään esitämme itsellemme seuraavan viestin. Minkä viestin haluamme välittää? Miten voimme rikastaa vielä entisestään kulttuuriperintöä, kun välitämme sitä tuleville sukupolville? Globaalit kriisit, kriisin humanitaariset seuraukset ovat johtaneet siihen, että me ymmärrämme, että Euroopan unioni ei ole pelkästään talousunioni. Kyse on yhteisten arvojen yhteisöstä ja perusoikeuksista. Eurooppa-hanke tänä päivänä tarkoittaa sitä, että me uusimme yhteiskuntiemme välisiä yhteyksiä ja yksilöiden välisiä yhteyksiä. Kulttuuripolitiikalla on luonnollisesti mahdollisuus toimia tämän prosessin moottorina. Ja näin ollen kulttuuriperintö on yksi tärkeimmistä välineistä, jotka edesauttavat meidän yhteisöllistä yhteenkuuluvuuden tunnettamme eurooppalaisina kansalaisina. Näin ollen Euroopassa todella on kyse muustakin kuin vain yhteisistä markkinoista. Kun ymmärrät, ymmärrämme tämän, niin neuvosto on nyt tehnyt omat johtopäätöksensä kulttuuriperinnöstä. Vuonna 2014 esitettiin ensimmäiset päätelmät. Olemme näiden vuosien aikana saaneet paljon aikaiseksi. Olemme valinneet sen, että vuotta 2018 vietetään eurooppalaisena kulttuuriperinnön teemavuotena. Viime vuosikin oli merkittävä. Joulukuun kokouksessa Euroopan neuvosto tunnusti sen, miten tärkeässä roolissa kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat, kun haluamme kehittää hyvin toimivia yhteiskuntia ja Euroopan kilpailukykyä. Bulgaria Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona tekee kaiken mahdollisen, jotta luomme sellaiset edellytykset, joiden autta voimme korostaa kulttuurin sosiaalista ja taloudellistakin roolia. Me keskitymme niihin tarpeisiin, joita meillä on tuoda esille kulttuuriperintöä kaikessa unionin politiikoissa. 23. päivä maaliskuuta, eivän toukokuuta, on hyväksytty päätelmät, jotka tämän toteavat. Kaikkien sidosryhmien tulisi olla paremmin perillä niistä hyödyistä, joita me saamme kulttuuriperinnön sisällyttämisessä kaikkiin muihin politiikan aloihin. Tätä kautta saamme innovointia aikaiseksi myös muilla yhteiskunnan aloilla, sosiaalisessa elämässä, taloudessa ja niin edelleen. Ja näin voimme ratkaista myös demografisia kysymyksiä. Myös alueellinen yhteenkuuluvuus ja inhimillinen pääoma lisääntyvät. Voimme myös palauttaa kansalaisten luottamuksen hallituksiin ja EUn instituutioihin tämän avulla. Sen takia päätelmissä puhutaan aivan konkreettisista toimista, joihin jäsenvaltioiden tulee ryhtyä. Näillä toimilla pyritään siihen, että käytämme kulttuuriperintöä strategisena resurssina – niin että myös muilla politiikan aloilla edistystä tapahtuu. Komission tulee kehittää yhteistä kattavaa strategista näky- näkemystä kulttuuriperinnön tiimoilta. Näin saamme kestävää toimintaa ja myös tuloksia aikaiseksi tästä teemavuodesta. Puhutaan myös aivan konkreettisista toimista eri toiminnan tasoilla. Tämä konferenssi järjestetään hyvin oikea-aikaisesti. Nyt keskustellaan unionin budjetista kauden 2020 jälkeen. Meidän tulisi olla Euroopan komissiolle kiitollisia niin, että erillisenä e- ohjelmana säilytetään Luova Eurooppa-ohjelma ja sen budjettia kasvatetaan 1,85 miljardiin euroon. Tämä osoittaa sen, että kulttuuri on tärkeää myös unionin tulevaisuudessa. Jotta olisimme kuitenkin vieläkin vakuuttavampia, niin meidän tulisi toimia, tukea kaikkia niitä toimia, jotka mainitsin, toteuttamalla myös muita toimenpiteitä. Ja näin kulttuuriperintö voisi hyötyä myös muista rahoitusvälineistä tulevalla kaudella. Tämä onkin tämän hetken suuri haaste tulisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyödyksi, jotta voimme taata sen, että kulttuuriperintö voi antaa oman panoksensa sosiaalisen ja taloudelliseen kehitykseen jäsenvaltioissamme. Tämän konferenssin tarkoituksena luonnollisesti on perehtyä siihen, mikä on kulttuuriperinnön potentiaali, mutta tämän lisäksi haluamme luonnollisesti nähdä myös jatkokehitystä. Hyvät naiset ja herrat, Tarvitsemme kestävää kulttuuriperintöpolitiikkaa. Tämä on selvää. Olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan unionin päätökset ja neuvoston hyväksytyt päätelmät, kaikki ne asiakirjat ja toimenpiteet, joihin myös Euroopan parlamentti on ryhtynyt, ja myös uusi kulttuuriohjelma, jota komissio ehdottaa, ovat kaikki synkroniassa keskenään. Tärkeää, kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta on se, että kaikki EUn toimielimet tekevät yhteistyötä. Yhteistyö voi olla tehokasta vain niin, että otamme mukaan myös alan toimijat, yritykset, kansalaisjärjestöt ja kaikki yksittäiset kansalaisetkin. Vain tällaisen osallistavan lähestymistavan kautta voimme varmistaa sen, että jälkeemme tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä menneisyydestä ja historiasta. Toivotan kaikille oikein menestyksekästä konferenssia. Kiitos. Thank you very much. And now Tibor. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Tibor Navracis, koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta vastaava komission jäsen. Olkaa hyvä. Honorable members of the parliament. Kiitos arvoisa puhemies hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Hieno olla täällä ja haluaisin myös esittää kiitollisuuteni parlamentin puhemies Tajaanille siitä, että on järjestetty mahdollisuus keskustella tästä aiheesta, joka on Euroopan rakentamisen ytimessä, eli kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. On sanottu ja on aivan totta, että Eurooppa-hankkeessa on aina ollut kyse kulttuurista – Kulttuuri tuo meitä yhteen. Erilaiset kulttuurimme, kulttuuriperintömme auttaa meitä oppimaan toisistamme ja ymmärtämään toisiamme minä arvostan sitä, mitä me, me arvostan yhteisiä asioitamme ja yhteistä kulttuuriamme. Meidän pitää myös näin tehdä yhdessä parempaa Eurooppa tulevaisuutta vastaan. Olen hyvin ylpeä siitä, että että tämä kulttuurin voima jälleen kerran tunnustetaan näin. Ja se on myös mukana poliittisella agendalla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kulttuuri myös pysyy siellä, ja Euroopan kulttuuriperinnöllä on tässä suuri merkitys. Se on jo onnistunut luomaan tällaisen oikean hetken, joka meidän on nyt hyödynnettävä, jotta voimme saavuttaa tietyt tavoitteet. Meidän täytyy pitää eurooppalaisten luovan alan edustajien työ yhtä hyvänä. Ja vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yli 2500 tapahtumaa järjestettiin eri puolilla Eurooppaa, jotta voidaan lisätä tietoisuutta rikkaasta kulttuuriperinnöstämme ja saada kulttuuri kaikkien erilaisten ihmisten arjen osaksi. Poliittista työtä tehdään koko ajan, esimerkiksi eh, sosiaalinen innovointi, kestävä kulttuurimatkailu, eh, kaupunkien tulevaisuus ja niin edelleen. Tämä on mahdollista, koska kaikki tekevät yhteistyötä, jotta tästä teemavuodesta tulee menestys unionin edustajat, sidosryhmät, kansalaisjärjestöt ja alan edustajat, myös jotkut naapurivaltiot sekä kansainväliset kumppanit ovat tässä mukana. Ja minä kiitän parlamentin jäseniä, niitä erityisesti, jotka ovat toimineet tämän teemavuoden lähettiläinä. Erityiset kiitokset menevät kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtajalle Kammervertille – ja myöskin Silvia Kostulle, Diakomulle, Stoidolalle. Haluaisin myös mainita alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean, joissa on myös toteutettu useita aloitetta, joita tästä teemavuodesta saadaan menestyksekäs. Meidän täytyy käyttää tämä teemavuosi, että voimme edistää kulttuuriperintöä ja saamme sen poliittiselle agendallemme. Ja mikä tärkeintä, meidän tässä on kyseessä eurooppalainen identiteetti. Se ei uhkaa ketään, se täydentää ja rikastuttaa alueellisia, kansallisia ja paikallisia identiteettiämme. Ja noin kuukausi sitten esittelin hankkeen, jossa yhdistetään nämä eri tasot ja kulttuurijohtajat ovat mukana ja tässä aloitteessa on todella monipuolisia kunnianhimoisia aloitteita ja se määrittää EU-tason toimet kulttuurialalla tulevien vuosien aikana. Meillä on siis tällainen kulttuuriperintöä koskeva toimintasuunnitelma tulossa. Aion esitellä sen vuoden loppuun mennessä. Siinä annetaan poliittinen tai esitetään poliittinen sitoumus kulttuuriperinnön edistämiseen, mietitään, miten voidaan Euroopan kulttuuriperintöä varjella ja edistää. Ja komissio toteuttaa tämän vuoden aikana lukuisia toimia lisätäkseen innovointia, kestävyyttä ja alan suojelua. Kulttuuriperinnön saatavuus ja toimet kulttuurituotteiden laittoman välityksen torjumiseksi on myös mainittava. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Lisäksi pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden unionin toimielinten ja monien muiden tahojen, kuten sidosryhmien, näkemykset. Ja niitä esimerkiksi hyödynnettiin ja niitä ne kuultiin Berliinissä järjestetyssä huippukokouksessa, jossa esitettiin tällainen call for action julistus. Ja kiitän järjestelyistä Saksan kulttuuriteemavuoden johtajaa. Meidän täytyy keskustella kulttuurista Euroopan tulevaisuudesta puhuttaessa. Kyse on Euroopan ydinarvoista, eikä tämä keskustelu voi jäädä vain poliittiselle tasolle tai kosketettava vain taloutta tai muuta. Meidän täytyy ottaa myös kulttuuri mukaan. Meidän täytyy nyt toimia kunnianhimoisesti ja se tarkoittaa myös rahoittamista. Olenkin ylpeä siitä, että komissio on seuraavaan monivuotisen rahoituskehykseen eh, esittänyt sellaista avointa rahoitusohjelmaa, jolla edistetään kulttuuriherintöämme. Yksi 1,85 miljardia euroa, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin nykyisessä rahoituskehyksessä. Kulttuuriperintöä täytyy, täytyy tietysti myös monista muista rahoitusohjelmista tukea, muun muassa kohesiorahastosta ja aluekehitysrahastosta. Ja haluan, että parlamentti vahvistaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tuetaan kulttuuriperintöä riittävin varoin. Tämä on todella tärkeä hetki. Kulttuuri on saatava takaisin siihen asemaan, johon se kuuluu, kaiken unionin ytimeen. Meidän täytyy sillä myös edistää kilpailukykyämme, innovointia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kehitystä ja unionin asemaa muuhun maailmaan verrattuna. Lisäksi, mikä tärkeintä, kulttuuri määrittää sitä, mitä olemme ja mille me perustamme toimintamme. Näkemykset laajentuvat, ajat kovenevat ja nyt meidän täytyy palata yhteen. Voimme tehdä sen kulttuurin avulla ja voimme sen avulla myös ymmärtää, mitä ihmisyys tarkoittaa. Ja kyse on tällaisista inhimillisistä asioista, jotka ovat koko yhteiskuntamme perustana. Meidän täytyy varmistaa yhteiselomme myös jatkossa. Se on tärkeää ajatella, mitä teemme unionin tasolla, mutta mitä myöskin kansalaiset näkevät päivässä elämässään. Kiitos. Thank you very much, Tibor. Kiitos oikein paljon Tibor tästä puheesta, mutta myöskin yhteistyöstä tämän teemavuoden aikana. Suuret kiitokset. Seuraavaksi Monika Krytters, Saksan kulttuuri- ja mediaministeri. Olkaa hyvä. Danke, sehr verehrter Herr Präsident. Kiitos ähm, arvon puhemies, äh, puheenjohtaja, arvon arvovieraat, hyvät naiset ja herrat. Valkoinen vai musta? Ja äh, koko Euroopan unionin äh, perussopimus värejä, elämää, kaikkea voi kokea kaikissa sävyissä, esimerkiksi Brysselissä. Mutta äh, kun on kysymys sanoista, mitä me löydämme esimerkiksi Maastrichtin sopimuksesta tai mitä me löydämme Euroopan parlamentista, äh, kaikenlaista, mutta vielä enemmän me löydämme eurooppalaisuutta kulttuurista. Me ajatellaan tapoja, taloja, Äh, ja kaiken näköistä yhteistä historiaa, jotka voidaan kokea ja jotka myös yhdistävät meitä Euroopassa, samoin kuin myös esimerkiksi musiikki ja eurooppalainen nuorisoorkesteri, joka täällä tänään meille esiintyy ja toi sitä kautta kulttuuriperintöä kuuleviin. Se, että me kuulemme enemmän, mikä meitä eurooppalaisia yhdistää on tänä päivänä vielä tärkeämpää, kaikkein tärkeintä, kun ajatellaan Euroopan unionissa voimistuvia nationalistisia voimia ja esimerkiksi nationalistisia ajatuksia myös pakolaispolitiikasta, jota toki on korjattava. 2018, hyvät naiset ja herrat, kulttuuriperintövuosi on Euroopan sielu. On kysymys siitä, mitä on aikaisemmin tapahtunut, mutta mitä tapahtuu tänä päivänä myös. Ja sen vuoksi kuluneena vuosina sekä Brysselissä että kollegoiden kanssa keskusteluissa olemme puhuneet tästä monimuotoisuudesta ja olen kiitollinen siitä, että komissio ja Euroopan parlamentti ja kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot käynnistivät tämän yhteisen aloitteen suuressa yksimielisyydessä ja kaikki tukivat tätä. Tämän vuoden hienoimpiin asioihin kuuluu tämä Euroopan kulttuuriperintö huippukokous, jossa on mukana 70 erilaista projektia yli sadasta Euroopan eri instituutista ja noin 400 osallistujaa voi, sain kutsua esimerkiksi Berliiniin. Ja silloin me osoitimme, kuten Jean-Michel Jarre tässä juuri sanoi, miten tärkeää on se, että meillä on hyvin toimiva teollis- ja tekijänoikeudet niin, että taiteilijat myös tulevaisuudessa voivat elää työstään eikä vain nipin napin. Me olemme etsineet vastauksia myös kysymyksiin liittyen siihen, miten voimme siirtää analogisesta maailmasta asiat digitaaliseen maailmaan ja Berliinin huippukokouksessa totesimme, että nimenomaan äh, yhteistyö, kansalaisyhteiskunnan ja äh, katujärjestöjen yhteistyö mahdollistaa sen, että eurooppalainen äh, kulttuuriperintö voidaan nähdä tällaisena kansalaisjuhlana ja että sitä voidaan juhlia ympäri Eurooppaa. Ja nämä erilaiset äh, projektit ja aloitteet osoittavat, että Euroopan unioni on huomattavasti enemmän kuin vain vapaakauppa-alue tai äh, yhteinen intressi, äh, intressien edustuslaitos. Mutta ikävä kyllä myös Saksassa kansa, kan, kansallismielisyys on tavallaan asetettu vastakkain muiden kulttuurien kanssa. Ja näinä vaikeina konfliktiaikoina Euroopassa meidän yhtenäisyytemme saattaa olla uhattuna. Ja silloin yhteinen kulttuuriperintö luo yhtenäisyyttä. Ja taiteet, arkkitehtuuri, kaikki nämä jättävät selkeitä jälkiä historiaan. Ja tämän lisäksi jos ajatellaan niitä sotien kärsimyksiä, niin senkin valossa täytyisi katsoa, että Eurooppa perustuu nykyään sivilisaatioon kahden sodan jälkeen ja kansallissosialistisen barbari-aikojen jälkeen. Nyt on tapahtunut paljon, mitä Rooman sopimusten aikana ei voinut edes kuvitella. Me eurooppalaiset olemme onnistuneet, me olemme onnistuneet yhdessä seisomaan vahvana ja myös sitä kautta kuitenkin ylläpitämään erilaisia kulttuureita, uskontoja, maailman näkemyksiä ja tarjoamaan niille kodin. Tämä monimuotoisuus luo yhteisyyttä ymmärtämyksen kautta ja tämä luo Eurooppaa ja myös Eurooppaan rauhan. Ja sen vuoksi kaikkien täytyy kantaa poliittista vastuuta ja olla tietoisia siitä, että tällaisissa konfliktitilanteissa täytyy uskoa yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen mahdollisuuksiin. Ja jos siihen ei uskota, niin silloin Eurooppa palaa takaisin aikoihin, jossa vain vahvimman oikeus on vallalla. Yhtenäisyys monimuotoisuudessa ymmärryksen kautta. Se ei ole vain taloudellisia asioita, vaan paljon paljon enemmän. Ennen kaikkea halukkuus ö, tuoda humaanisuutta mukaan eikä tunnustaa vahvimman oikeutta yksistään. Ja meidän täytyy, tokiaan, toki myös huomioida on ollut epäonnistumisia, mutta täytyy kuitenkin olla toiveikas ja tuoda esiin näitä onnistumisia. Ja se, että äh, meillä on asioita, jotka tuovat yhteen kaikki Euroopan maiden kansalaiset. Ja me olemme vahva demokraattinen Eurooppa ja äh, kaikki se, mitä EU voi tehdä näille vahvoille demokratioille äh, Euroopassa. Ja esimerkiksi eh, tämä eurooppalainen nuorisoorkesteri on ollut on, olemassa jo 40 vuotta ja meillä oli jossain vaiheessa vaikeaa löytää rahoitusta tälle orkesterille, mutta se onnistui yhteistyössä. Ja tämän eh, eurooppalaisen nuorisoorkesterin musiikki on nimenomaan se, mitä me toivomme. Sitä, että kuunnellaan, nautitaan, kuunnellaan myös erilaisia ääniä, kuunnellaan tahtoa tahtia, rytmiä, kaikki keskenään erilaisia. Joten minä toivon todellakin, että Euroopan nuorisoorkesteri ei anna vain musiikillisesti teille tahtia. Minä toivotan kaikille menestyksekästä konferenssia, jossa yhteisin ponnisteluin vahvistamme demokraattista Eurooppaa, sitoudutaan siihen, että Eurooppa luo vapautta, rauhaa ja hyvinvointia kaikille ja vain sille me rakennamme, yhteiselle Euroopalle me rakennamme tulevaisuutemme. Thanks a lot Monica for your... Kiitos oikein paljon Monika puheestasi ja sitoutumisestasi kulttuuri-identiteetimme edistämiseen. Seuraavaksi puheenvuoron saa Lydia Konjardu Kreikan kulttuuri- ja urheiluministeri. Olkaa hyvä. Your Excellency, Mr. President of the Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, arvoisa kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa, arvovieraat, kulttuuriministerit, hyvät ystävät. Minulla on kunnia olla paikalla tänään keskuudessanne. Haluan kiittää puhemiestä Jania kutsusta osallistua tähän äärimmäisen tärkeään konferenssiin. Hyvät ystävät, me kaikki tiedämme, että olemme nyt tien risteyksessä. Me kaikki tunnemme, että olemme jättämässä hyvästä ja vanhalle arvokkaalle maailmalle ja valmistaudumme vielä tällä hetkellä tuntemattomaan tulevaan. Teo Angelopolosen elokuvan nimi tulee tässä mieleen. Kyse on jatkuvista päätöksistä ja ongelmatilanteista, jotka kohtaavat meitä yksilöinä ja myös yhteisöinä. Nyt meidän täytyy ottaa harppaus ajassa taaksepäin Kreikkaan ennen ajanlaskun alkoa. Silloin demokratia syntyi Ateenassa. Silloin inhimillinen seikkailu käynnistyi, sivilisaatio ryhtyi kehittymään. Silloin otettiin harppaus vanhasta maailmasta uuteen maailmaan vuoropuhelun, kiistojen, konfliktien, sotien kautta. Joskus edessä oli myös nälänhätä ja rutto. Syntyi uusi tietoisuus yksilöistä ja aiemmin korostettiin perhettä, klaania, sukua. Oltiin perustamassa uutta tulevaisuutta sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla. Runoilijoiden ja filosofien työ, jota edelleenkin ihailemme, syntyi juuri näissä olosuhteissa. Tragediat, komediat, teatteriesitykset, äh, runot syntyivät äh, Peloponnesoksen sotatantereilla. Tällä ajalla on mielenkiintoisia yhtymäkohtia tuohon kaukaiseen ajankohtaan. Nyt on taas kyseessä historiallinen harppaus ajassa kohti tuntematonta tulevaisuutta. Kyse on haasteellisesta tilanteesta, uusista mahdollisuuksista, aivan ennen kuulumattomassa yhteydessä. Tämä uusi tietoisuus, globaali tietoisuus johtaa siihen toteamukseen, että kaikki on yhteydessä kaikkeen. Olemme riippuvaisia toinen toisestamme. Olemme kaikki osa yhtä suurta kokonaisuutta, globaalia kylää. Aivan niin kuin odottaa saattaa, muuttuvien aikojen epävarmuus johtaa myös pelkoon. Pelko nostaa esille vastakkaisia voimaa, epäluottamusta, suvaitsemattomuutta. Tällä hetkellä meidän on nyt tehtävä kiireellisiä tärkeitä päätöksiä koskien tulevaa globaalia maailmaamme. Me tarvitsemme niitä kokemuksia ja kokemuksia, joita historia meille tarjoaa. Nyt tarvitsemme tätä kulttuuriperintöä uudelle tulevaisuuden matkallemme nykyyhteiskunnassa, jossa toimivat nuoret eh, ja tarvitaan myös kestävää kehitystä. Me tarvitsemme arkin, jonka kautta voimme tarjota nuorelle sukupolvelle kaiken sen, mikä on kallisarvoista ja jota emme saa hukata näiden aikojen myllerryksessä, äh, kun kyse on uusista teknologian saavutuksesta. Me tarvitsemme tätä kulttuuriperintöä ja aikamme äh, arvoja, jotta emme menetä kaikkea tätä tarpeettomana taikka äh, mielenkiinnottamana ikään kuin jätteenomaisena niin, että se jäisi kaiken tämän melun varjoon. kun kyse on kulttuuriperinnöstä, niin meidän on jälleen kerran esitettävä itsellemme perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotta voimme tehdä tärkeitä päätöksiä tässä risteyskohdassa. Kyse on prosessista. Kulttuuri ja koulutus voivat tarjota nykykansalaisille oikeita vastauksia. He ovat eurooppalaisen identiteetin keskiössä. Se on äärimmäisen moninaista, mutta kuitenkin yhtenäistä. Eurooppa on tarjonnut koko maailmalle kollektiivisen kulttuurisen saarekkeen, yhteisten arvojen yhteisön ja se on myös heijastunut koko maailmaan. Olemme tarjonneet kulttuuriperintöämme verkkona, joka säilyttää yhtenäisyytemme ja tukee taiteilijoita ja heidän yhteisöä ja liikkuvuuttaan. Nyt meidän on esitettävä jälleen kerran itsellemme nämä peruskysymykset, perusongelmat, perustuen yhteisille arvoillemme ja kulttuuriperinnöllemme. Edessämme on kaksi tärkeää kysymystä. Maahanmuuttokysymys ja ympäristökysymys. Nämä liittyvät toinen toisiinsa. Pakolaiskysymys on kiireellinen ongelma. Kyse on ihmisten eh, hengistä, eh, ihmishenkien pelastamisesta, solidaarisuudesta totta kai. Ja jos tähän ei tartuta, niin sitten muukalaisvastaisuus uhkaa yhtenäisyyttämme ja eristää meidät toinen toisistamme. Ympäristökysymys ilmastonmuutoksen takia niin ikään vaikuttaa taloudellisesti ja myös kulttuurisesti. Se määrittää tulevaa yhteiseloamme. Hyvät ystävät, Euroopassa meillä on yhteisiä myyttejä ja symboleja. Jotkut niistä juontavat juurensa äh, antiikin Kreikkaan, me voimme ottaa näistä myyteistä oppia. Jokunen päivä sitten kulttuuriperintö huippukokouksessa Berliinissä, jossa äh, sitouduimme siihen, että järjestöt, kansalaiset ja instituutiot kaikilla hallinnon tasolla vaalivat kulttuuriperintöä. Ne ovat valmiita tekemään yhteistyötä, jotta saamme äh, aikaiseksi uutta kehitystä ja kestävää toimintaa siitä keskustelusta nostaisin esille sen kysymyksen, miten meidän globaali kylämme on voinut löytää ratkaisuja myös äärimmäisessä hätätilanteessa, esimerkiksi nälänhädän keskellä tai luonnonkatastrofien keskellä. Tätä solidaarisuutta tarvitaan. Se syntyy yhteisestä viisaudesta ja maalaisjärjestä. Tätä me nyt tarvitsemme. Hyvät ystävät, kun otamme oppia kulttuurisesta menneisyydestämme. Se on tärkeää. Haluamme säilyttää nämä viisaat välineet, joita esi-isämme ovat käyttäneet. Näin voimme vastata myös tuleviin haasteisiin. Näin ollen kulttuuri ja kulttuuriperintö on tällä hetkellä aivan välttämättömän tärkeätä. Emme voi edes kuvitella, että voisimme elää ilman sitä. Kyse oli eh, kaikista tärkeimmistä eh, jumalista antiikin Kreikan aikana. Kulttuuri on välttämätön kompassi, joka pitää meidät oikealla reitillä laivamme kurssissa. Löydämme oikeat ratkaisut sen avulla. Tarvitaan myös välineitä nuorille sukupolville sitten, kun heidän on aika ryhtyä toimeen. Saavatko he aikaiseksi uuden suuren pamauksen sivilisaatiossamme, ovatko he valmiit ottamaan tämän kokemuksen käyttöön ja ryhtyä luoviksi. Meidän on oltava tietoisia kaikesta tästä, jotta saamme luoduksi uuden reitin ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Nyt panokset ovat todella kovat kaikkialla Euroopassa. Emme voi toimia yksin. Me, meidän on toimittava yhdessä, on kohdattava nämä muutokset yhdessä, yhtenäisenä Euroopassa, suvaitsevaisuuden, demokratian, luovuuden, solidaarisuuden hengessä, vastaanottovaisena niin, että kulttuuri on toimintamme keskiössä. Kiitos. Thank you very much, Lydia. And now... Kiitos oikein paljon, Lydia. Ja sitten viimeiset kaksi puhujaa. Ensimmäisenä Kroatian kulttuuriministeri Nina Oblien Korsinek. Mikro, mikro. Hvala vam gospodine predsjedniče, e, gospodine... Kiitos, e, kiitos e, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, ministerit, naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo olla täällä tänään Euroopan parlamentissa puhumassa tästä aiheesta, koska nimenomaan Euroopan parlamentti edusti sitä toimielintä, joka kuluneena menneenä vuosikymmenenä toi esiin hyvin monet eri aiheet ja toine esityslistalleen nimenomaan kulttuurin alalla. Myöhemmin sitten muut toimielimet ja, ja, ja toimijat ovat ottaneet nämä aiheet itselleen. Hyvät ystävät, Kreikan kulttuuriministeri mainitsi eh, nämä, tämän tieristeyksen, jossa me tänä päivänä olemme. Eh, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Me olemme tietoisia kriisistä, mutta ehkä on kuitenkin parempi puhua risteyksestä. Me olemme täällä tänään juhlimassa kulttuuriperinnön teemavuotta ja silloin on erittäin tärkeää puhua kulttuurin roolista ja sitä tietä, jota Eurooppa voi näissä asioissa kulkea. Ne meistä, jotka uskovat eurooppalaiseen projektiin, me haluamme tavallaan sellaista vahvuutta, jonka kautta voimme auttaa meidän nuoria eurooppalaisia kansalaisiamme luomaan yhteiskunnan, jossa me näemme kaikki yhteydet keskenämme ja luonnollisesti yhteiset arvomme. On liikaa asioita, jotka jakavat meitä eri valtioissa ja eri valtioiden kesken on niin paljon erilaisia asioita, joista emme pääse yhteisymmärrykseen, kuten esimerkiksi maahanmuutto, turvallisuuskysymykset, äh, eri nopeuksien Eurooppa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kulttuuri ja kulttuuriperintö on asia, joka yhdistää meitä. Se osoittaa meille, että me olemme kaikki osa yhtä yksikköä, yhtä kokonaisuutta. Asia, joka eh, ei kuitenkaan poista omaa identiteettiämme, olkoon se sitten kroatialainen, portugalilainen tai mikä tahansa. Ajatelkaa kaikkia meidän kieliämme, murteitamme, kaikkia näitä eh, erityispiirteitä, jotka saavat meidät rakastamaan kulttuuriamme. Monet puhujat täällä tänään mainitsivat, että viime viikolla tapasimme Berliinissä suuressa kulttuurihuippukokouksessa, jossa me juhlimme Euroopan kulttuuriperintövuotta. Haluaisin kiittää saksalaista kollegaani sekä kaikkia Europe Nostran järjestäjiä, jotka tämän huippukokouksen järjestivät. Muutama sananen ehkä siitä, mitä minä tunsin, kun olin siellä paikan päällä kulttuuriministerinä. Kaikki ovat huolissaan siitä, mitä tulevaisuus kulttuurisektorilla tuo mukanaan. Mutta kuitenkin olimme iloisia, kun näimme, että kaikki halusivat katsoa eteenpäin ja katsoa, mikä meitä yhdistää ja mitä me jaamme. Kulttuuri, kulttuuriperintö, nämä ovat aiheita, joita joihin meidän kansalaisemme voivat osallistua ja joiden kautta he myös ymmärtävät, että miksi me kuljemme tätä yh- yhteistä eurooppalaista tietä. Kaikki huippukokouksen osanottajat olivat samaa mieltä siitä, että meidän tulee investoida enemmän kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Pitäisi olla eri kulttuuriohjelmia. Innovaatiot ovat myös tärkeitä kulttuurille. Me toimme myös esiin huoleen aiheemme, huolemme siitä, että jotkut eurooppalaiset projektit eivät ole tarpeeksi näkyviä pienemmissä yhteisöissä ja tämä on asia, johon on todellakin puututtava seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Jälleen kerran tässä huippukokouksessa oltiin yhtä mieltä ja tuettiin ylipäätään sitä, että meillä on yhteinen agenda Euroopan kulttuurille, mistä nimenomaan komission jäsen Navracic puhui. Tämä on erittäin hyvä strateginen asiakirja, joka luo hyvän tasapainon eri prioriteettien välille, prioriteetit, jotka me edellisessä tiedonannossa olimme hyväksyneet. Ja otimme mukaan myös uusia aiheita. Kuten muutamat aikaisemmat puhujat myös, haluaisin painottaa, miten tärkeä kulttuuriperinnön toimintaohjelma on. Se tulee olemaan tämän kulttuurin perintö teemavuoden yksi konkreettinen lopputulos. Yksi asia, jonka minä myös ymmärsin tuon huippukokouksen aikana, nimittäin se, että on erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä kaikilla äh, eri tasoilla, kaikkien Euroopan toimielinten tasolla, mutta myös kansallisten ja paikallisten ja alueellisten hallitusten kanssa. Ja mikä on erityisen tärkeää kulttuurissa on se, että meillä on kumppaneita kansalaisyhteiskunnassa. Siksi olin niin iloinen, kun näin, että kaksi suurta eurooppalaista ja maailmantason artistia olivat mukana avaamassa tätä tapa, tapausta, tapaamista. Vakakaan Jean-Michel Jarre ei enää ole täällä paikalla, mutta kun me tapasimme hieman ennen kuin tulimme sisälle tänne saliin, tänne täysistuntosaliin, niin hän kertoi minulle, että hän on hyvin iloinen siitä, että hän on täällä tänään, että hänet oli kutsuttu tänne Euroopan parlamenttiin. Se, mitä tänään on tehty, on hyvin tärkeää. On niin tärkeää, minkälaisia päätöksiä tehdään, koska maailma kokonaisuudessaan katsoo Euroopan suuntaan. Maailma kokonaisuudessaan katsoo, mitä Eurooppa on ymmärtänyt, mitä tulee kulttuuriin ja artisteihin. Maailma seuraa sitä, mille tielle Eurooppa lähtee. Olen vakuuttunut siitä, että tämä toimielin on erityisen tärkeä ja se tulee olemaan suuri tekijä avaintoimijana kulttuurisektorilla yhdessä Euroopan komission kanssa ja myös monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Kiitos. Thank you very much, Nina. Kiitos oikein paljon, Niina. Ja sitten tässä osassa viimeinen puhuja on Dase Melvärde, Latvian kulttuuriministeriä. Olkaa oikein hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Arvoisat konferenssin osallistujat, sain kutsun tulla esittelemään Baltian maiden lauluperinnettä. Minä haluaisin välittää viestin kulttuurin voimasta, mahdollisuudesta saada aikaan myönteisiä muutoksia ja tämän takia minun täytyy nostaa seisomaan.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 pār mežu galiem, lai manā balstīņā klausījās tautas. In this Latvian folk song, the... Tässä kansanlaulussa laulaja toteaa, että hän on valinnut paikan, jossa hän laulaa ja ääni kuuluu todella kauas niittyjen äh, äh, kumpujen ylitse ja minäkin seisoin laulaessani täällä korkealla pukeutuneena kansallispukuun, joka on peräisin 9. vuosisadalta. Ja tässä korostan oman maani, oman kansakuntani perinteitä. Tulen maasta, joka pitää laulua tärkeimpänä perintönään. On yli kaksi miljoona, miljoonaa latvialaista kansanlaulua, eli jokaisella latvialaisella on oma kansanlaulunsa, joka on ainutlaatuinen, näin voidaan sanoa. Lähestulkoon 150 vuoden ajan tämän perin, perinnön suurena osoituksena on järjestetty tärkeitä lauluja ja tanssifestivaaleja. Joka viiden vuoden välein tällainen juhlallisuus järjestetään ja sunnuntaina alkaa seuraava äh, tilaisuus. Sinne vielä ehtii. 16 000 laulajaa laulaa samalla lavalla akapellana ja yli 18 000 tanssia tanssii äh, kansantansseja tällä stadionilla. Lisäksi perinteet yhdistävät Latvian kulttuurin ja kansan kaikki kerrokset. Myös diaspora osallistuu tähän maamme ulkopuolelta, kaikkialta maailmasta. Yli 40 prosenttia maan väestöstä on suoraan mukana tämän perinteen säilyttämisessä ja 87 prosenttia on epäsuoraan mukana. Tanssi- ja laulufestivaaleja järjestetään kaikessa kolmessa Baltian maassa. Niiden arvo on vahvistettu vuonna 2003, jolloin UNESCO totesi, että näiden juhlallisuuksien merkitys Virossa, Latviassa ja Liettuassa on suullisen ja aineettoman perinteen ilmentymä. Kulttuuriperinnön teeman vuonna tanssi- ja laulujuhlat Baltian maissa muistuttavat meille siitä yhteistä eurooppalaisesta arvosta, joka meitä yhdistää. Näitä me voimme havaita myös paikallisten perinteiden muodossa. Lauluperinteen juuret liittyvät myös eurooppalaisen kulttuuriperintöön. Lutherin uskonpuhdistuksella oli merkittävä rooli tässä lauluperinteen syntymisessä, kun kyse on kir- kirkoista ja ihmisten yhdessä laulamisesta. Sitten lauluperinne tuli myös maan ulkopuolelta maahamme. Ja sitten Latviassa lauluperinne sai vielä lisäpontta niistä juhlallisuuksista, joita järjestettiin 1800-luvulla saksalaisten järjestäminä, Itävallan, itävaltalaisten järjestäminä. Lähes 150 vuoden ajan lauluperinne on maassamme ollut keskeisessä roolissa kansakunnan muodostamisessa, koko valtion luomisessa – se oli sekä yhteiskunnallisesti että poliittisesti merkittävä äh, tekijä identiteetin muotoutumisessa ja kansakunnan äh, yhteenkuuluvaisuuden näkökulmasta tästä lauluperinteestä tuli hyvin tärkeä väkivallattoman vastustuksen muoto äh, neuvostomiehityksen aikana. Se johti myös laulavaan vallankumoukseen valtiamaisia auttoi Latviaa palauttamaan itsenäisyytensä ja nyt juhlimme Viron ja Liettuan rinnalla tätä. Voimme myös todeta, että laulun voima palautti meidät taas Euroopan yhteisön pariin. Ei ole mitään isoja tai pieniä kulttuureita, on vain omaa ja toisaalta toisten kulttuuria. Kyse on yhteisestä kulttuuriperinnöstä, joka sitoo meidät sekä menneeseen että tulevaan. Kiitos. Thank you very much. You are a super... Kiitos oikein paljon. Oikea superministeri olette. Kiitos. Avant de descendre pour la photo de famille. Ennen kuin menemme ottamaan perhevalokuvan, niin kertoisin hieman iltapäivän ohjelmasta. Valokuvauksen jälkeen näemme Arten reportaasin tästä Venetsian aikakoneesta. Kiitän tulkkeja, jotka ovat nyt suostuneet tämän reportaasin tulkkaamaan tekstityksestä lähtien. Tämän jälkeen aloitetaan ensimmäinen paneelikeskustelu, jossa puheenjohtajana toimii Silvia Kosta ja siellä erityisvieraana Ezio Bosso, jota kiitän suuresti, että hän on vastaanottanut kutsumme. vastannut siihen myöntävästi. Kyse on merkittävästä taiteilijasta, joka on toiminut kulttuurin ja musiikin alalla, mutta lisäksi hän on aina hymy kasvoilla ja rohkaisee meitä kaikkia. Kiitos, että olette saapunut paikalle Euroopan parlamenttiin. Ja nyt menemme ottamaan sitten kuvan.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 depuis quelques années avec l'avènement de Muutamien vuosien ajan digitaalisen vallankumouksen ansiosta meillä on valtava määrä tietoa, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja jäsentämään ympäristöämme. Nämä tiedot on yhdistetty laajoihin verkostoihin, joita kutsutaan myös massadataksi. Viime aikoihin asti olemme ajatelleet, että digitaalinen vallankumous koskitti vain, vain nykyaikaa ja tulevaisuutta, ja menneisyys oli jonkinlainen este, jota ei voitu ylittää. Jos tarkastellaan tietoja, joita käytössämme on nykyaikana, ja sitä sitten verrataan menneisyyden kanssa, niin siitä tulee eräänlainen sieni. Ylhäällä on nykyajan massatieto ja mitä enemmän mennään alaspäin kohti menneisyyttä, niin sitä vähemmän tietoa on. Ja on äärimmäisen tärkeää, että vanhat tiedot saadaan yhtä hyvin käyttöön kuin nykyajan tiedot. Jotta historia saadaan massatiedon aikakaudelle. Yhteinen tiimi Losanen teknillisistä korkeakoulusta ja Venetsian yliopistosta ovat aloittaneet hyvin kunnianhimoisen ja ainutlaatuisen hankkeen Venice Time Machinein eli Venetsian aikakoneen. Kyse on aikakoneesta, jonka avulla pyritään digitalisoimaan noin 80 kilometriä hyllyriviä Venetsian valtion arkistoista. Ja Venetsian valtio, ennen kuin se kaatui vuonna 1797, oli paikka, jossa ehkä vanhaan aikaan oli paras hallinto Euroopassa. Venetsialaiset olivat eräänlainen keskiajan Google. He keksivät koko jäljittämisen. He jäljittivät ja merkitsivät ylös tulevat ja lähtevät veneet, ihmiset ajassa ja paikassa tai tilassa, äh, rahavirrat. Eli kyse oli tällaisesta arkistotointikoneesta, jonka he rakensivat ja jota he käyttivät lähes tuhannen vuoden ajan. Kyse on loputtomasta lähteestä, jonka avulla voidaan jälleen rakentaa maailma, jonka nämä venetsialaiset tallensivat. Eli on tällainen valtava tietokanta, mutta se täytyy saada käyttöön ja sitä on myös käytettävä. Venetsian aikakoneen avulla historia voidaan tuoda korkeatasoisen insinöörityön ansiosta käyttöön niin, että se voidaan esittää 4D-muodossa ja yhdistää myös suuriin tietoinfrastruktuureihin. Ja tämän uuden lähestymistapan seuraukset voivat olla todella vaikuttavia ja ne voidaan ottaa käyttöön hienojen simulaatioiden avulla. Mielestäni on tärkeää muistuttaa, että se minkä näkee jää parhaiten mieleen. Ja vaikka teknologia muuttuu vuosi vuodelta ja vanhentuu hyvin nopeasti muutamassa vuodessa, niin eh, kyse on tärkeästä ajatuksesta. Eli siis se, että eh, voidaan demokraattisesti ja hyvällä tavalla ottaa käyttöön vanhat tiedot on todellinen moottori, jolla edistetään innovointia, ei pelkästään teknologian, mutta koko yhteiskunnan alalla. me bisogna fare sentire. Now, sit down please. Voisitteko istuutua? Voisitteko mennä paikoillenne? aloitamme ensimmäisen paneelikeskustelun, jonka aiheena on kulttuuriperintö ja eurooppalaisuus. Puheenjohtajana toimii koulut, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsen Silvia Kosta. Ole hyvä. Kiitos puhemies. Jatkan italian kielellä, jos sopii. Ehdotan, että laitatte kuulokkeet korvillenne. Herfon. Allora, io sono molto... Olen iloinen ja liikuttunut kun saan olla puheenjohtajana tässä paneelissa. Haluan kiittää puhemiestä Jania siitä, että näin erinomaisella tavalla hän on vastannut meidän vetomuksemme joulukuulta järjestää tällainen hyvin tärkeä tapahtuma Euroopan parlamentissa. Ennen kaikkea Euroopan parlamentti halusi todellakin, että vietämme tätä kulttuuriperinnön teemavuotta. Olen iloinen myös monista puheenvuoroista, sekä puheenjohtaja Junckerin puheenvuoroista että ministerin puheenvuoroista. Meillä on tärkeitä vieraita paikalla, kiitän kaikkia heitä. Näin voimme todeta tiettyjä tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät siihen yhteyteen, joka vallitsee kulttuuriperinnön välillä, joka on sekä aineetonta että aineellista ja myös digitaalista tällä hetkellä, ja toisaalta sen tunteen välillä, että kuulumme tänne Eurooppaan. Tehän tiedätte, että me olemme halunneet, että viettäisimme teemavuotta, joka omistettaisiin kulttuuriasioille yleisesti ja aivan erityisesti kulttuuriperinnön vaalimiselle, nyt kun elämme näin vaikeita aikoja Euroopassa. Euroopassa kyse on poliittisesta hankkeesta, markkinoista, vapaudesta, rauhasta – viimeisten 60 vuoden ajan, mutta entistä enemmän puhumme myös juurista, identiteetistä, yhteisestä kohtalosta, joka meillä on täällä Euroopassa. Se koskee myös niitä monia muita ihmisiä, jotka katsovat kohti Eurooppaa. Me puhumme myös solidaarisuudesta Euroopassa. Miksi me halusimme viettää tätä teemavuotta? Kyse on varsin yksinkertaisesta ja keskeisestä kysymyksestä mikä muu, jollei kulttuuri ja taide, henkisyys, arkkitehtuuri, kirkkomme, musiikki, kirjallisuus, teatteri, elokuva äh, saa sellaista tunnustusta Euroopalle koko maailmassa, antaa meille äh, yhteenkuuluvuuden tunnetta eurooppalaisina niin, että todella toimimme avoimesti ja tietoisesti eurooppalaisina. Tämä on meidän mottomme yhtenäisiä moninaisuudessa. Ja aivan niin kuin voi sanoi, kyse on inhimillisestä, universaalista viestistä. Vaikkakin olemme taistelleet, olemme käyneet sotia, jakolinjojakin olen, on, olemme silti halunneet sukupolvesta toimeen, toiseen toimia ähm, päättäväisesti kohti rauhaa veljeydessä. Mitä vapaus tarkoittaa, jota taiteellinen luovuus ei eh, meille tarjoaisi. Haluamme kulttuurista osallistumista, veljeyttä tässä mielessä. Haluamme myös harmoniaa ja kauneutta. Näistä kysymyksistä me lähdimme liikkeelle. Taiteilijat tietävät, että ei ole mitään ristiriitaa siinä, että vaalimme kulttuurista moninaisuutta ja toisaalta muodostamme eurooppalaisen kulttuuriyhteisön. Kulttuuriperintömme eh, pohjautuu yhteisille kokemuksille ja arvoille, jotka tarkoittavat myös tieteen ja taiteen vapautta. Aivan niin kuin olemme kuulleet, kyse on luovan työn tunnustamisesta, aivan oikeudenmukaisesta korvauksesta, joka maksetaan tästä työstä. Kyse on luovan työn vapaudesta. Tuhannet toimet, aloitteet Berliinin huippukokouksen ulkopuolella haluan kiittää eh, Euroopan Ostran aktiiveja ja muita kumppaneitamme, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa tuossa huippukokouksessa. Berliinassa ja tässä Euroopan parlamentin aloitteessa me viitoitamme tietä koko vuodelle ja vuoden loppuun mennessä sitten voimme tehdä johtopäätökset tuloksista. Nythän järjestetään myös kulttuurivaliokunnan toimesta parlamenttien välinen konferenssi siellä. Kaikki parlamentit Euroopasta voivat osallistua tähän työhön olemme toteuttaneet äh, tätä hallinnointia monella tasolla ja hyvin osallistavasti. Nyt käynnistämme paneelimme. Meillä on tärkeitä äh, vieraita paneelissamme käsittelemässä näitä eurooppalaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Eri maiden kokemuksista luonnollisesti lähdemme liikkeelle. Olen liikuttunut ja iloinen, kun voin toivottaa tervetulleeksi korokkeelle aivan erityisen henkilön. Kyse on erityisvierasta, arvovieraastamme, maestro Ezio Bosso. Hän on merkittävä italialainen kapellimestari, jonka kaikki tuntavat. Hän on myös muusikko ja säveltäjä ja hän on johtanut hyvin tärkeitä kansainvälisiä orkestereja, muun muassa London Symphonic Orchestraa ja halusin todeta italialaisena, että me vietämme tänä vuonna myös Italiassa musiikkijuhlia ja Haluan kiittää äh, ministeriä, joka on osallistunut myös näihin toimiin. Arvoisa maestro, annan teille aivan hetken kuluttaa puheenvuoron. Te sanoitte jokunen päivä sitten äh, seikan, joka vaikutti minun kovasti. Hän, te totesitte, että muusikko syntyy äh, eurooppalaisena. Musiikki määrittää kulttuuriamme samalla tavalla kuin esimerkiksi arkkitehtuuri määrittää jotakin valtiota. Kiitän teitä siitä, että olette tänään paikalla. Hello. Hello. Ciao. Hei. Ciao. Vedette. Niin. Ja yksi hetki liittyy musiikkiin, jota minä edustan – eli klassiseen musiikkiin. Kaunis hetki, joka on aina mukanamme musiikassa, ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kun olin neljävuotias, oli tottunut olemaan eurooppalainen ja on helppoa elää musiikin kautta jo pienestä lähtien. Olipa sitten itävaltalainen, ranskalainen, saksalainen, voidaan mainita Debussy tai voidaan mainita Mendes, Brahms ja muut, niin tiedätte, ei, tällä musiikilla ei ole rajoja, koska musiikki on yhteistä kieltä, joka vie meidät rajojen yli. Ja näin on tapahtunut jo satojen vuosien ajan. Ja meille Bach on edelleen henkilö, joka matkusteli tutustakseen Marcellon musiikkiin. Tai vaikka Schubert, joka käytti viimeiset pennosensa oppiakseen Paganiinilta. Ei sen takia, että kyse oli italialaisesta, vaan siitä, siksi, että kyse oli merkittävästä säveltäjästä. Välittämättä siitä, mistä soittimesta kyse on, niin musiikki vie rajojen yli ja edistää identiteettiamme. Ja identiteettiä on viety käsin eteenpäin, kun ajatellaan orkestereita, jotka soittavat Esimerkiksi erässä italialaisessa orkesterissa ensimmäistä viulua soittaa äh, romanialainen. Kyse on musiikista ja ihmiset eivät aina ymmärrä tätä, koska yritämme rakentaa muureja sen sijaan, että ymmärtäisimme, että kaikki on käsillämme. Tämä on todella tärkeä asia ja tätä pitää, tämän puolesta pitää taistella. Minä ainakin uneksin yhtenäisestä eurooppalaisesta. Olemme kuulleet Eurooppa-hymnin. Meidän kaikkien on opiskeltava vieraita kieliä, mutta musiikki puhuu italiaakin. Ja onni on tärkevä sana, samoin Freunde, ystävät. Eli kyse on sellaisesta asiasta, jonka me jaamme yhdessä ja jota me elämme yhdessä. Arkkitehdit, luovat myös identiteettiämme, mutta samalla myös erilaisuutta. Euroopassa on sekä erilaisuutta että yhtäläisyyksiä. Ja pitää ajatella Mendelssonia, joka kuvaili Italiaa omin silmin nähtynä sinfonian kautta. Tai Tchaikovski. Tai Tchaikovski, joka puhuu Italia on paratiisi musiikissa. Tässä on eroja. Tämä on tärkeää Euroopalle. On tärkeää suojella myös arkkitehtuuriamme ja sen perintöä. Se kuuluu meille. Meidän juuremme ovat musiikissa minun mielestäni. Ja se poistaa kaikki rajat ja eurooppalaista kulttuuria arvostetaan myös muualla maailmassa. Silloin tällöin haluan pyydetään myös lisää Claudio Bado on tärkeä henkilö anni fa. 40 vuotta sitten siis. Ja hän loi 40 vuotta sitten EUn orkesterin. Ja Eurooppakin on itse orkesteri. Kyse on todella syvällisistä asioista kaiken tämän takana. Ja tämä on meidän käsillämme, tämä on käsissämme tässä paikassa, jota kutsutaan parlamentiksi. Täytyy muistaa tämä. Musiikki on yksi tärkeimmistä asioista, jota on kuunneltava ja meidän on kuunneltava toisiamme – ja kaikkien on kuunneltava toisiaan ja se auttaisi ratkaisemaan ongelmia. Credete nella musica, credete. Uskokaa musiikkiin, uskokaa Eurooppaan. Hei. penso, grazie, grazie maestro. Kiitos maestro Bosso. Me olemme kaikki liikuttuneita Kohta panelistit saavat puheenvuoron, mutta sitä ennen haluan vielä korostaa paria seikkaa. Pitäisi antaa useamminkin puheenvuoro artisteille Euroopassa. Eurooppa tarvitsee teitä. Aivan niin kuin sinä usein toimit, niin monet taiteilijat, intellektuellit, artistit käyttävät ääntänsä ja todistavat siitä, mitä Eurooppa jo on ja mitä se voi olla. Tuotte esille oman näkemyksenne ja tämä on aivan oikein. Tässä parlamentissa meidän tulisi kuunnella teitä ja tämä oli se oppitunti, jonka te meille annoitte. Nyt puhemies jättää meidät. Kiitos siitä, että olitte paikalla tähän saakka. Vieraamme kutsuvieraamme ovat hyvin mielenkiintoisia luonnollisesti meille, kuunnella heidän puheenvuorojaan. Ja he heijastelevat sitä äh, kulttuurista moninaisuutta ja akateemista moninaisuutta, joka Euroopassa vallitsee. Annan puheenvuoron Herman Partsingerille. Hän on kulttuuriperintösäätiön puheenjohtaja Preussista. Hän toimii myös Euroopan Ostran johtajana – Tehän käynnistitte aivan hienon aloitteen, joka lähti liikkeelle Berliinistä. Me mole, monet olemme jo yhtyneet tähän vetomukseen. Se on nähtävillä myös verkossa. Ja ministerit Saksassa ja Euroopassa ovat ottaneet tämän kutsun vastaan. Haluamme toimia niin, että tähän vuoteen tämä teemavuosi ei pääty, vaan kyse on uudesta vaiheesta eurooppalaisessa kulttuuripolitiikassa. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Silvia. Kiitos Silvia, hyvät parlamentin jäsenet, kollegat, ystävät, naiset ja herrat. Olen todellakin iloinen siitä, mitä me tässä aikaisemmin kuulimme. Monet ministerit, jotka olivat mukana myös Berliinin huippukokouksessa puhuivat samoista asioista. Ja nyt Kroatian, Kreikan, Saksan ministerit puhuivat samoista asioista, eli me saavutimme jotain Berliinin huippukokouksella. Berliinin huippukokous nyt kulttuurin perintövuotena on ehkä yksi kaikkein tärkeimpiä tapahtumia, koska se mitä me todellakin halusimme oli tuoda ihmisiä koko Euroopasta yhteen ja 1500 ihmistä tuli Berliiniin. Yli sata kumppani-instituutiota, laitosta, kansalaisyhteiskunnasta, kansan, jär, kansalaisjärjestöistä. Kaikki kokoontuivat ja meillä oli 70 erillistä tapahtumaa, keskustelua ja kaikkea mahdollista. Viikon ajan Berliin oli oikeastaan jonkinnäköisessä kulttuuriperintökuumeessa ja olen iloinen, koska minä olin toinen tavallaan puheenjohtajista, koska edustan myös Berliinin tällaista kattojärjestöä museoille. Paikalla oli kaiken näköisiä esimerkiksi konservaattoreita, jotka ylläpitävät kulttuuria. Ja sitten toinen keskustelu oli siitä, että kulttuurilla, kulttuuria voidaan käyttää välineenä jopa aseena kulttuurin säilyttämisessä. Kulttuuriperinnössä on todella suuri mahdollisuus niin, että että se yhdistää Eurooppaa ja vahvistaa Euroopan integraatiota ja luo eurooppalaista identiteettiä, koska se mitä me koemme tänä päivänä talouskriisin, pakolaiskriisin, populismin kasvun ja niin edelleen kasvun jälkeen, niin on, on toki totta, että talous on meidän jokapäiväisen elämämme perusta, mutta talous ei ole se ainoa asia. Se ei ole se vahvin asia, joka pitää meitä yhdessä ja varsinkin kriisin aikana Äh, kun näyttää siltä, että Eurooppa jopa murenee, niin kulttuuri on se, joka pitää meidät, liimaa meidät yhteen. Ja kulttuuriperinteellä on äh, potentiaalia tähän. Sen vuoksi Berliini oli niin äh, tärkeä ja oli mielenkiintoista kuulla komission jäseneltä tästä uudesta agendasta ja toimintasuunnitelmasta ja on helppo käydä allekirjoittamassa esimerkiksi tämä toimintaohjelma, jossa on mukana kaikki mahdolliset asiat ja joka myös rakentaa siltoja eri toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Kulttuuriperinnöllä on paljon haasteita Euroopassa ja yksi näistä haasteista on integraatio. Tämä tällainen uusi integraatio on haaste siitä. Integraatio myös meidän Eurooppa palaistemme kesken ja samanaikaisesti Euroopan ulkopuolelta tulee niin paljon ihmisiä ja jäävät tänne ja meidän täytyy myös heidät saada integroitua. Eli tämä on tällainen kaksinaisintegraatio, tuplaintegraatio. Integraatio, niin. No, kulttuuriperintöhän rakentuu historiaan. Se on materialisoitunutta historiaa, mutta mitä historia on? Ähm, ja mitä esimerkiksi kirkot, äh, museot ja muut kertovat teille. Ja ainakin tämä minä kuulen monilta äh, jäsenvaltioilta, että koulutushistoriassa, äh, taiteissa ynnä muissa on puutteellista, koska sitä tulee tavallaan joka paikasta. Ja samanaikaisesti täytyy myös toimia monesta näkökulmasta. Meidän täytyy hyötyä siitä, että me eurooppalaiset osaamme katsoa erilaisia historian tapahtumia eri näkökulmasta. Ja meidän täytyy ottaa oppia näistä näkökulmista toisiltamme. Joten kulttuuriperintöasia eh, on minulle rauhanprojekti ja se on ainoa tulevaisuus, joka Euroopalla voi olla. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti tästä, näistä ehdotuksista, ajatuksista. Dunque, noi siamo un po'... Me olemme hieman aikataulusta myöhästä, eli pyydän tulevia puhujia kunnioittamaan puheaikoja, muuten tämä ei onnistu. Annan nyt välittömästi puheenvuoron Anne Duruptille. Hän on Arte-televisiokanavan pääjohtaja. Hän ei tarvinne esittelyjä, mutta Artehan esittää nimenomaan kulttuurialan ohjelmistoa. Arte eh, toimii nyt kuudella eri kielellä tällä hetkellä ja myös Euroopan parlamentti on tukenut kovasti valmistelevia toimia. Nyt mennään jo kolmannessa vuodessa ja tämä tärkeä hanke varmasti kuuluu myös Luova Eurooppa-ohjelmaan jatkossa. Eli on mielenkiintoista kuulla myös teidän näkemyksenne. Olkaa hyvä. Oui, merci, madame la Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi halusin sanoa, että on todella hienoa olla mukana tässä verenomaisessa päivässä. Tähän liittyy vahvoja symboleja ja täällä eh, kun tulin, niin näin suuret Simon Veilin valokuvat ja tässä salissa oli paikalla lapsia ja toimielinten johtajia, suuria taiteilijoita Euroopasta. Ja se, että artistit puoltavat sääntelyä ja ei pelkästään varjellakseen luovia aloja, vaan myöskin edistääkseen sitä, että lisätään jatkossa luovien alojen rahoitusta. Tämä on todella rohkaisevaa kulttuurin näkökulmasta ja myöskin kun katsotaan nykypolitiikkaa, että kaikki yhdessä pyrkivät edistämään digitaalista kulttuuria, kun joskus aikaisemmin ajateltiin tai sitä pidettiin vihollisena, vaikka se oli täysin väärä ajatus. Arte on aina ajatellut juuri päinvastoin. Ja kuten tekin, niin Arte pyrkii edistämään. Arte on siis vakuuttunut siitä, että kulttuuri voi digitaalisella aikakaudella tuoda lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ja nyt jo 26 vuoden ajan Arte on näyttänyt, minkälainen, miten monimuotoista eurooppalainen kulttuuri on. 20, arteen ohjelmia näytetään paljolti Euroopassa, mutta myös muualla ja tehdään usein yhteistuotantona eri maiden välillä. Täällä on puhuttu, on mietintö kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteellisista ja taloudellisista esteistä ja siinä parlamentti muistutti, että kielimuurilla voi olla haitallinen vaikutus kulttuurin kysyntään ja vaati siksi lisää monikielisyyttä kulttuurituotantoon. Jo useiden vuosien ajan, noin viiden vuoden ajan, Euroopan parlamentin tuella käynnistimme tällaisen politiikan, eh, jossa pyritään suuressa osassa ohjelmiamme käsittelemään kulttuuriasioita eri kielillä. Ja tämä on digitaalisuuden ansiota. Vuodesta 2015 lähtien on ollut englanninkielinen, espanjankielinen ja myös puolankielinen arte. Ja nyt muutaman, vuoden, muutaman päivän ajan on voitu nähdä myös italiankielisiä ohjelmia Arte Italianon kautta. Arte myös on mukana tässä Euroopan kulttuuriperinnön teemavuodessa ja sen tapahtumissa. Ja haluan noudattaa puheaikoja ja siksi toteankin vain, että EUn tuki tällä strategiallemme. Ajatellaan kansleri Koolin ja Mitterrandin ajatuksia, niin kuin Baarenpoinkin muistutti, niin tämä tuki, jota parlamentti ja komissio on meille antanut, on todella tärkeää ja sen ansiosta yhä entistäkin enemmän pyrimme tekemään tästä vuodesta, tästä kanavasta tällaisen kulttuurireferenssin. Se on myös mukana meidän perussäännössämme. Kiitos. È molto difficile. Ymmärrätte nyt varmasti, miten vaikea tilanne meillä parlamentaarikoilla on, kun saamme puheaikaa yhden minuutin ajan. Eli tämä on melko moisen vaikea. Ymmärrän ja miten vaikeata teillekin on nyt kunnioittaa aikaa. Meillähän on vielä kaksi paneelia tulossa tässä tilaisuudessa, eli aikataulu on tiukka. Seuraavaksi Ricardo Rivero Ortega, Salamankan yliopiston rehtori. Sielläkin vaalitaan kulttuuriperintöä huomattavalla tavalla. Mikä on yliopistojen rooli Euroopassa ja mitä ne voisivat tehdä vielä enemmän, jotta eurooppalainen kulttuuri saadaan myös tulevien sukupolvien hyödyksi. Olkaa hyvä. Buenas tardes. Agradezco al Parlamento Europeo esta invitación junto a... Kiitos kutsusta Euroopan parlamentille tulla puhumaan tähän paneeliin. Minä työskentelen Salamankan yliopistossa. Yliopistojen tehtävä on korostaa kulttuuriperinnön merkitystä nuorten sukupolvien keskuudessa. Meidän täytyy välittää viestiä siitä, mitä kulttuuri ja kulttuuriperintö tarkoittavat. Nuoret, nuoria ihmisiä tulisi myös kuunnella. Heillä on meille paljonkin sanottavaa. Eurooppa on vauras. Meillä on meidän nuoremme, jotka tarkoittavat meille tätä vaurautta ja rikkautta – puhutaan esimerkiksi ikuisen nuoruuden lähteestä. Eihän nuoruudessa ole kyse iästä, numeroista, vaan pikemminkin hengestä. Euroopan mantere, vaikkakin se on jo ikääntynyt, tulee pysyä nuorena. Kulttuuri voi herättää myös paljon tunteita, siitä olemme kuulleet. Maestro Bosso kertoi siitä, mitä kulttuuriperintö tarkoittaa. Mitä se sitten olisi, jos ei tarkoita nuoruutta ja tunteita? Me puhumme musiikista kirjallisuudesta ja myös yliopistoista. Yliopiston täytyy luonnollisesti välittää eteenpäin arvoja nuorelle sukupolvelle demokratiasta, ihmisarvosta, perusoikeuksista. Tämä on meidän tehtävämme. Siitä me kuulemme aina Euroopan unionin toimielimiltä ja olemme tätä myös aina puolustaneet. Ajatellaanpa vaikkapa Erasmus-ohjelmaa. Minä itse olen ollut Erasmus-opiskelija, olin Pariisissa ja Friberissä. Mitä Eurooppa sitten olisi, jollei meillä olisi tätä intellektuellia vapautta? Kyse on myös meidän perusarvoistamme, myös Euroopan henkisten arvojen on perustuttava tietyille peruuttamattomille perusarvoille – 500 vuotta sitten yliopistoissa koettiin ensimmäisen naisrehtorin kausi. Euroopan täytyy pysyä kulttuurisena, intellektuellina keskuksena maailmassa. Kiitos siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Konstans Itsel, te olette Euroopan historian talon johtaja. Mehän tiedämme, että parlamentti on antanut historiatalolle tehtäväksi edistää tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja myös edistää koulutusta ja tietoisuutta sekä myös näiden kulttuuriarvojen päivittämistä. Kiitos siitä, että olette paikalla. Olkaa hyvä. Dear Chair, dear members of the European... Hyvä puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät vieraat. Muutama nopea äh, näkökulma liittyen Euroopan historian taloja meidän näyttelyihin. Miten se on muotoiltu? Onko meillä yhteistä äh, eurooppalaista historiaa ja millä tavalla tämä perintö määritellään? Ensinnäkin äh, Eurooppa on mantere, joka on koostunut monista pienistä poliittisista yksiköistä ja alakon, alayksiköistä. Ja tämä on johtanut usein sekä konflikteihin että yhteistyöhön eri ihmisten kesken, jolla on erilaiset etniset alkuperät, kielet, kulttuurit. Ja sen vuoksi Eurooppaa voidaankin pitää tällaisena eh, interaktiona eri yksiköiden kesken. Kuten meidän ensimmäisessä eh, näyttelyssämme, eh, Eurooppaa näytettiin, niin tämä on muokannut Eurooppaa. Ja monta kertaa kysymys on myös vaihdosta ja, ja vastavuoroisesta vaikutuksesta. Ja akateemisen tutkimuksen mukaan kulttuuriperinnöllä on suuri ulottuvuus. Tai toinen tutkija on sanonut, että vaikkakin me kuvailisimme kulttuuria kansalliseksi, paikalliseksi tai alueelliseksi, niin itse asiassa ei ole olemassa mitään kulttuuria, joka ei samalla olisi myös kulttuurien välistä ja jos me pidämme kulttuuria menneisyytenä, jota nykyiset ihmiset säilyttävät tulevaisuutta varten, niin voidaan myös kysyä, että onko mitään konsensusta siitä, mikä kuuluu eurooppalaiseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Tähän liittyy erilaisia kriteereitä ja kuten meidän nykyisessä näyttelyssä tehdäänkin ehdotus siitä, mitä voitaisiin pitää yhteisenä eurooppalaisena kulttuuriperintönä. Ja me pyydämme näyttelyn katselijoita muodostamaan oman näkemyksensä. Jotkut pidävät Kreikkaa, valaist valistusta äh, per, per, per, tällaisena perinteenä, palkkasotureita, valtioiden välisiä, kulttuurien välisiä, kaiken näköisiä siirtomaavalta. Kaikki nämä asiat voivat olla osa tätä äh, menneisyyttä ja se on ollut tuskallinenkin äh, menneisyys, mutta täytyy kuitenkin hyväksyä se, koska se kuvaa sitä mitä on olla eurooppalainen. Euroopan historian museo ei voi oikeastaan vain stimuloida tätä kulttuuriperinnettä, vaan myös laajentaa eurooppalaista ulottuvuutta tässä. Nämä ovat tällaisia tavoitteita, jota meillä on tässä materiaalisessa kokoelmassa, mutta meillä on hyvin paljon erilaisia tavaroita ja esineitä eri maista. Ja tällä tavalla ne myös edistävät historiallisia ilmiöitä rajat ylittävästi. Tämä antaa mahdollisen monenlaisiin tulkintoihin. Me järjestimme Bosarin kanssa 1918 vuoden teemasta ja äh, siinä tavallaan riippuu siitä, että katsotaan, onko kysymys perhe, äh, perheen historiasta, kansallista historiasta, Euroopan historiasta. Se tuli sen mukaan, mitä ihmiset itse näkivät sen. Ja tarkoitus olikin stimuloida ihmiset miettimään sitä, mikä kuuluu eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Allora, Kiitoksia teille. Nyt puheenvuoron saa Paul Dujardin, kaikki tuntevat Paul Dujardinin täällä Brysselissä. Hän on taiteellinen johtaja ja toimitusjohtaja Bozarin taidekeskuksessa. Hän käy väsymätöntä vuoropuhelua kulttuurin uudistamisesta ja vuoropuhelusta. Minkälaisia näkymiä meillä on täällä Euroopassa? Te olette työskennelleet tällä alalla vuosikausien alan. Kiitos puhemies. No, tässä voitiin puhua tietynlaista maratonista, mutta minä olen siis Posa Paleen johtaja ja nyt pitää yhdistää kansa ja kulttuuria, se on meidän tehtävämme. Täytyy ajatella samanaikaisesti myös menneisyyttä ja tulevaisuutta, vanhan säilyttämistä ja innovointia. Ja tämä on yhtälö, joka voi ehkä vähän kestää monesta eri kulmasta, näkökulmasta katsottuna taloudellisesta, yhteiskunnallisesta. Ja haluaisin muistuttaa Unescon vuoden 2013 julistuksen. Tämä näkyy Posar Palatsin kautta. Se vuotiin, luotiinko... kyse on todellakin kulttuuri perinnöstä ja tässä pyritään etsimään huippuosaamista eurooppalaisen kulttuurin alalta mukana poliittisia päättäjiä, kansalaisia ja alan toimijoita. Meidän täytyy laajentaa näkemystänne ja, näkemystämme ja puhua kaikille, tavoittaa kaikki, koska muuten emme pääse eteenpäin. Euroopalla on kulttuuriperintö, ja sitä on myös onnistuttu levittämään välillä hyvin, välillä huonommin ympäri maailman. Kulttuuri täytyy nähdä myös eri tavalla, niin että se liittyy paikalliseen kulttuuriin. Joskus sitä on tietyllä tavalla, se on ollut pyhitettyä ja enemmän aineetonta kuin aineellista. Ja on ollut vain paikallista rahoitusta nyt meidän täytyy katsoa tätä myös unionin tasolla ja tämä näkyy Furbanovissa, miten voidaan luoda nykyaikainen kokoelma, niin kuin Berliinissä on tehty. Euroopan monimuotoisuus on totta ja tätä perintöä on voitava arvostaa ja se on myös tunnustettava hajautetusti. Euroopan kulttuuriperinnön täytyy olla sekä yhteistä että paikallista ja sen täytyy kuulua kansalaisille. Ehkä tarvittaisiin myös kulttuurialan hallinnon hajauttamista ja myöskin toisaalta toimia yhdessä unionin tasolla, niin kuin on tehty vaikkapa Erasmus Plus-ohjelman kautta. Eurooppaa ja muuta maailmaa ei voida tutkia, jos ei samalla puhuta instituutioista ja siitä, mihin meihin suhtaudutaan. Tasa-arvo kulttuuriperinnön alalla mahdollistaa – jakamisen. Eurooppalainen kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Se liittyy ympäristöpolitiikkaan ja sosiaaliseen poli- sosiaalipolitiikkaan, kestävän kehitykseen ja kaupunkielämän laatuun. Ne ovat eurooppalaisia, yleiseurooppalaisia haasteita. Kaikki nämä liittyvät yhteiseen perintöömme. Meidän täytyy luoda julkista tilaa Ja ajatellaanpa vaikka Davosia 2018 urbanismi, sosiokulttuurinen perintö ja kaikki kulttuuriperintökin ovat tärkeitä. Ja me kaikki toivomme, että Euroopan kulttuuriperintöä sekä aineellista että aineetonta saadaan edistettyä niin, että päästään eroon näistä rajoituksista ja se on avoin kaikille kansalaisille ja kestää myös kritiikin ja edistää kestävyyttä. Kiitos. Kiitos. Annoimme puolille hieman lisää minuutteja. Toivon, että muut eivät toimi tämän mallin mukaan. Nyt puheenvuoron saa Johannes Ebert. Hän on Goethe-instituutin pääsihteeriä. Haluan kiittää tässä yhteydessä goethe instituuttia sen tekemästä tärkeästä työstä. Niin kuin tiedätte, Euroopassa käynnissä on uusi kausi. Parlamentti ja Mogherinikin ovat todenneet, että me korostamme eurooppalaisen kulttuurin kansainvälistä merkitystä meillä on näitä kulttuurisia äh, verkostoja ja niistä mielelläni nyt haluaisin kuulla. Olkaa hyvä. Ähm, am Europäischen Parlament hat mich immer fast... Euroopan parlamentti on aina kiehtonut minua se, että kaikki mitä sanotaan tulkataan 23 kolmelle kielelle. Ja minä kävin täällä nyt sitten kaikki nämä kanavat lävitse 23 kertaa. Kerran kävin ne lävitse nopeasti ja kerran hitaasti. Ja se antoi tavallaan omanlaisensa konsertin Euroopan kieliä. Ja olin todella otettu tulkeista, miten fantastisesti he sen tekevät. Joten ensimmäinen teesini onkin monikielisyys. Monikielisyys on meille hyvin tärkeä asia. Ja UNESCO määrittelee kielen immateriaalin kulttuuriperinnön kantajaksi. Ja tätä meidän ei tule unohtaa. Ja tämä on tullut todella selväksi tänään. Suuret kiitokset tulkeille. Toinen asia, josta haluan puhua, joka on meille myös hyvin tärkeä, Edustaja Kosta, te puhuitte uudesta eurooppalaisesta agendasta kulttuuriksi, jossa kulttuuriperinnöllä on myös roolinsa. Kulttuurissa on hyvin paljon erilaisia ulottuvuuksia. Ja se, mikä minua kiinnostaa tässä, on kulttuurin sosiaalinen ulottuvuus. Ja silloin kulttuuriperinnössä herääkin kysymys, miten kulttuuri perintö voisi olla tällainen kristallisoitumispiste sosiaaliselle kohesiolle ja yhdentymiselle ja eurooppalaiselle identiteetille. Se tulee siitä, että kehitellään erilaisia formaatteja, jossa kootaan yhteen ihmisiä eri yhteiskuntaluokista ja eri ikäluokista, ja näin me teemme Goethe-instituutistakin. Me esimerkiksi Marokossa meillä oli tällainen maastojuoksu nuorten arkkitehtien kanssa järjestetty, jossa tavallaan juostiin koko kulttuuriperinnön kautta Medinassa. Ja kun on kysymys eurooppalaisesta identiteetistä, niin silloin täytyy kertoa eurooppalaisia tarinoita. Meillä on internet-projekti, jonka nimi on Perinteitä, jossa on kysymys esimerkiksi päivittäisistä vanhoista tuotteista, esimerkiksi sokerin pala – joka on keksitty äh, tavallaan yhteiseurooppalaiseksi. Eli siis voi kertoa erilaisia tarinoita ja sitä kautta saada nuoret ihmiset kehittelemään näistä tarinoista projekteja niin, että nämä kulttuuriperintöasiat tavallaan tuodaan uudelleen ihmisten mieleen. Sitten vielä äh, integraatiosta. Meille Saksassa on erittäin tärkeää. Äh, me olemme ottaneet vastaan 700 000 pakolaista. Saksa on äh, hyvin pitkälti rakentanut oman identiteettinsä muistamiskulttuurille, siis muisto, muistamiselle siitä, mitä toisessa maailmansodassa tapahtui. Joten meille on kysymys siitä, että meidän täytyy tuoda nämä uudet kansanryhmät myös lähemmäksi ihmistä, jotka ovat eläneet toisenlaisen tarinan puitteissa. Joten Goethe-instituutissa tämä on myös osa, joka kuuluu minulle kulttuuriperintöön. Eli sosiaalinen yhtenäisyys, identiteetti ja integraatio, nämä ovat asioita, jotka minulle kuuluvat kulttuuriperintöön. Siamo assolutamente d'accordo. Kiitos, olemme varmasti samaa mieltä, arvoisa Johannes Ebert, mm, kotouttamisesta, integraatiosta ja tästä suuresta haasteesta, joka nyt on yhteiskunnissamme edessä, muun muassa Italiassa. Me olemme valmiita ottamaan vastaan pakolaisia. Olen tyytyväinen siitä, että Italia ja Saksa ovat näyttäneet inhimilliset kasvonsa. Kaikki maat eivät ole olleet yhtä äh, avokätisiä. Toivottavasti Italia ei nyt muutu Mm, toisen suuntaan. Tämä on tärkeä sivu Italia, Italian ja Euroopan historian kirjassa. Nyt annan puheenvuoron Stavros Benosille. Hän on ollut Kreikan äh, kulttuuriministeri. Muistamme hänet hyvän, hyvin. Hän on Diatsoma-järjestön puheenjohtaja. Kyse on taiteilijoista, arkeologeista, paikallisesta työstä, joka toimii monella tasolla. Mm, synergia ja, ja kehitystä saadaan aikaan myös kulttuurin alalla. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Θέλω να δεχθείτε μια θερμή καλησπέρα. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Tulen Kreikasta. Tuon teille lämpimät terveiset omasta maastani ja Diazoma-järjestöstä. Hyvät naiset ja herrat, minulla on edessäni Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka on tehty vuonna 2015 syyskuussa – Diasoma-järjestö on tehnyt tästä päätöslauselmasta aivan oman julkaisunsa, koska mielestämme tämä muodostaa melkomoisen virstanpylvään Euroopan unionin instituutioissa ja niiden toiminnassa. Eurooppalaiset toimielimet, kansalaiset ja kulttuurialan toimijat pitävät tätä tekstiä hyvin tärkeänä. Teksti pohjautuu tärkeille arvoille, jotka voidaan tiivistää oikeastaan muutaman sanan. Ensinnäkin synergia. Hyvät naiset ja herrat, meidän kaikkien on sitouduttava kulttuuri- ja ympäristökysymyksiin. Tämä ei päde pelkästään julkishallintoon ja rakenteisiin, vaan kaikkiin kansalaisiin. Tämä teksti minun mielestäni on myös mieltä avaavaa, koska siinä viitataan kulttuuriperintöön ja ympäristöön yhteisenä julkisena hyvänä. Me emme puhu mistään valtion omistamasta omaisuudesta, vaan kyse on sellaisesta asiasta, joka on meille kaikille kuuluvaa, kaikille kansalaisille kuuluvaa omaisuutta. Miten tämä sitten toteutuu käytännössä? Ensinnäkin kun ajattelemme rahoituskehystä. Rahoituskehyksen kautta voimme luoda uusia kulttuurituotteita ja nostaa esille kulttuurisia monumenttejamme. Minun järjestöni Diatsoma on nimenomaan rakentunut tälle perustalle. Me teemme oikein hyvää yhteistyötä kulttuuriministeriön ja ministerin kanssa. Hän on paikalla, kiitos siitä. Kyse on paikallisviranomaisten, arkeologien, intellektuellien, rahoituslaitosten, pankkien ja myös joidenkin yritysten välisestä yhteistyöstä. Yrityksetkin osallistuvat tähän yhteiseen ponnistelumme. Näiden ponnistelujen tuloksiakin on saatu jo aikaiseksi. Ja tämä on aivan konkreettinen tulos Euroopan parlamentin päätöslauselmasta. Olemme saaneet aikaiseksi Ibiroksen antiikkiteattereiden historiikin omalla alueellamme. Me valmistelemme monia muita tällaisia tutustumisreittejä, joissa tähän kysymykseen voidaan perehtyä. Me emme puhu pelkästään symbolisista arvoista, vaan puhumme yhteisistä lupauksista, siitä, että lupaamme puolustaa ympäristö, ympäristöämme ja kulttuuriperintöä kaikissa toiminnoissamme. Kiitos. Allora, intanto una cosa, vorrei... Kiitos. Haluan vakuuttaa teille, että me olemme Euroopan parlamentissa ja kulttuurivaliokunnassa sitoutuneet siihen, että kulttuuria ei käsitellä ikään kuin erillisenä kysymyksenä siiloissa, vaan pyrimme toimimaan kaikilla muillakin politiikan aloilla, esimerkiksi rakennerahastoissa, innovaatiopolitiikassa, kulttuuri on aina kovasti läsnä. Koko kulttuuriyhteisö tukee tätä ponnistelua mukaan luettuna digitaalisella alalla. Meillä ei ole nyt enää aikaa, niin kuin alun perin ajattelimme, käydä keskustelua, esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Yksi poikkeus tähän kuitenkin on, sillä alusta saakka eräs henkilö on kysynyt minulta yhtä asiaa. Haluan antaa puheenvuoron ainoastaan hänelle suonette anteeksi. Meidän täytyy tämän jälkeen välittömästi ryhtyä kuuntelemaan musiikkiesitystä. Lapset ovat jo kärsimättömiä, haluavat kovasti esiintyä ja sen jälkeen mennään seuraavaan paneeliin. Annan nyt puheenvuoron Future for Religious Heritage-järjestön edustajalle, joka on pyytänyt jo alussa puheenvuoroa. Missä hän onkaan? No, yes, yes. En näe teitä. Ah, okei, okay. sillä juu. Eh, niin Selvä, te olette siellä. Tämä on hyvin tärkeä osa kulttuuriperintöä Euroopassa. Yksi minuutti ainoastaan. Olkaa hyvä. Kiitos, äh, kiitos puheenjohtaja Kosta siitä, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoroa. On äh, kunnialla Euroopan parlamentissa, Euroopan talossa tuomassa esiin meidän aloitettamme Euroopan kulttuuriperinnöksi ja pyytää teiltä kaikilta hyviltä ystäviltä ja kulttuurin äh, pitäjiltä sitä, että osallistutte meidän aloitteeseemme. Minä vetoan teitä osallistumaan kulttuuriin, tällaiseen kertomusten aloitteeseen. pyydän, että kaikki osallistutte lähettämällä minulle kirjeen, jossa kerrotte jotain kuvan, tarinan tai digitaaliportaalin kautta tai mitä tahansa, tai tähän, tämän, tähän pahvilaatikkoon tässä. Ja te löydätte näitä kirjeitä täältä joka puolelta. Tätä kautta saamme todellista monimuotoisuutta ja osoitamme, että me kaikki työskentelemme yhdessä. Me olemme yksi orkesteri, jotka laulavat eri äänillä, mutta kuten täällä sanottiin, Eurooppa on yksi yhteinen orkesteri. Kiitos. Grazie mille. In parallelo. Tuhannet kiinnokset. On tämä hieno aloite. Ja meillähän on paljon myös rajat ylittäviä hankkeita syyskuussa kaikki kellot Euroopassa soivat yhtä aikaa. Tämä on symbolinen hyvin tärkeä tapahtuma. Ja nyt on aika kuunnella taiteilijoitamme. Näette kuvan tuolla videotaululla, mistä oikein on kyse tässä Euroopan kanto hankkeessa. Kyse on innovatiivisesta metodista. 50 000 lasta Italiassa aina 14-vuotiaisiin saakka saa opetusta siitä, kuinka voi äh, laulaa, opiskella äh, operaa. Numerot ovat suuria, Ennen kaikkea kyse on huomattavasta esimerkistä, miten kulttuuriperintöä voidaan opettaa lapsille eri teattereissa, tärkeissä teattereissa, Napolissa, Roomassa, Virensessä, Boloniassa, ja Kosensassa ja Trevisossa tätä opetusta annetaan. Mukana on myös muiden kaupunkien teattereita, jotka näitte. Monissa kouluissa myös opettajat ovat sitoutuneet hankkeeseen ja aloite on syntynyt sen takia, että saisimme nuoret pitämään oopperasta. Kyse on nuorista, mutta luonnollisesti myös aikuisista. Tuhannet ja tuhannet opettajat, siskot ja veljet ovat myös mukana näissä hankkeissa, niin kuin näette. Niin italialaisissa teattereissa kuukauden ajan toteutetaan tällaisia hankkeita ja näytökset ovat aina täynnä. Tämä on hanke, johon olen perehtynyt aivan äh, läheltä katsoen, mutta luonnollisesti tällaisia hankkeita on muuallakin Euroopassa, Eurooppa opera otsakkeen alla. Nutsia Negro on äh, tässä hankkeessa ollut puha henkilönä Luonnollisesti täytyy mainita myös orkesterin johtaja ja tärkeää on se, että haluamme lähentää nuoria ja lapsia myös leikkisellä tavalla tähän melodraamaan, tähän taiteelliseen tuotantoon, jota meillä Euroopassa on. Kun poistamme nyt näistä teoksista hieman niiden päälle kertyvää pölyä, niin löydämme sieltä alta sen menneisyyden, joka on jo takanamme. Meillä on myös CD, jota voi laulaa karaokeena. Ja kun vanhemmat tuovat lapsiaan kouluun, niin he voivat sitten esimerkiksi laulaa aidaa karaokeena autossansa. Kyse on todella koulutuksesta, valistuksesta, opetuksesta sukupolvelta toiselle. Kiitos ja nyt kuuntelemme heidän esitystään. Kiitos. Grazie. Just eh, solo una cosa. Kiitos. Haluan sanoa vain yhden asian tähän väliin. Tässä edustettuna on kaksi koulua Roomasta ja yksi koulu täältä Belgiasta, Brysselistä. Mielenkiintoista, aivan niin kuin näitte, on se, että tämä kokemus on todella osallistava. Lapset jotka ovat äh, kuulovammaisia, voivat myös osallistua tähän esitykseen eleitten äh, kautta. Kaikki lapset osaavat ikään kuin viittomakieltä, elekieltä. Tämä yhdistää kaikkien maiden lapsia. Kiitos lapset. Second.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 Thank you so much for this. Uh, Kiitoksia kovasti tästä hienosta aidasta. Kiitos nuorille muusikoillemme ja nuorille laulajille, myös kapellimestarille. Kiitoksia kaikille teille. Päätämme panelimme tähän musiikkiin ja annamme seuraavaksi puheenvuoron toiselle paneelille. Siinä Puheenjohtajana toimii ystävämme Mircea Diakonu. Hän on kulttuuriperintö vuoteen liittyvän mietinnön valmistelija. Olkaa hyvä, Mircea.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 work. Yeah. Please sit down. Olkaa hyvä ja istutukaa. Kiitos. Good afternoon and welcome. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa. Olemme tänään keskustelemassa kulttuuriperinnöstä. Näin ollen haluan alkuun todeta, että kieli on osa kulttuuriperintöämme. Mahdollisuus kuunnella kaikkia eri kieliämme on ilmaisu yhtenäisyydestä ja moninaisuudesta, koska oman kielen puhuminen on kulttuuriperinnön yksi muoto ja myös patriotismin yksi ilmentymä. Haluaisin jatkaa omalla äidinkielelläni romanian kielellä. Kiitos. Este foarte clar, aceasta nu e o conferință. E o... On todellakin selvää, että tämä konferenssi on juhlan paikka. Paikalla on kuuluisuuksia, arvohenkilöitä. Olemmepa sitten mistä tahansa, niin me kunnioitamme sitä, mistä me tulemme. Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi on solidaarisuuden ja yhteisen ponnistelun tuloksia. Koko kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on ollut mukana näissä ponnisteluissa. Haluan kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä. Olemme neuvotelleet myös Euroopan komission ja neuvoston kanssa ja olemme toimineet tässä yhtenä rintamana. Minun päätavoitteenani kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtajana oli se, että Euroopan parlamentti hyväksyy nämä juhlallisuudet aivan samoin kuin muutkin toimielimet. Tämä oli vaikea tehtävä, mutta onnistuimme tässä siitä huolimatta. Juhlallisuuksia järjestetään kaikkialla osana kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. On äärimmäisen tärkeää, että eurooppalainen ajatus tuodaan kansalaisten ulottuville. Kiitos tästä. Nyt voimme mennä varsinaiseen asiaan. Haluaisin pyytää herra Terry Marksia, joka on kokki ja keittiömestari, käyttämään kahden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mitä, messieurs Kiitos kutsusta, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät eurooppalaiset ystävät. Olen liikuttunut, koska itse tulen Itä-Pariisista ja tuo alue, jolta olen kotoisin, niin ei olisi antanut olettaa, että voin käyttää puheenvuoron näin arvokkaassa paikassa kuin Euroopan parlamentti. Eurooppalainen kulttuuriperintö on tärkeä asia ja jätin koulun kesken hyvin aikaisin ja minun, minä menin kouluttautumaan leipuriksi ja silloin minulle kerrottiin, mitä perintö, mikä kulttuuriperintö on, mikä on esiisiemme perintö. Ja tämä oli minulle tärkeä havainto, koska kulttuuriperintö on tietynlainen merkki, joka auttaa pysymään tiellä – ja siksi haluttiin osoittaa, että perin, perinnön ja innovoinnin välillä ei ole mitään konfliktia. Tärkeintä on vain se, että nämä asiat siirtyvät eteenpäin. Ja se on se velka, jota minun pitäisi maksaa tälle koulutuslaitokselle. Mitä gastronomia tulee olemaan, olemaan tulevina vuosina Euroopan tasolla? Minä uskon, että meidän pitäisi luoda jonkinlainen yhte- tai yh- luoda yhteiset eurooppalaiset aivot, jotta saamme yhdistettyä äh, artisaanipuolen käsityöläisyyden yliopistomaailmaan. Ja meidän pitäisi myös katsoa, mitä, on hyvät tuot, mitä ovat hyvät tuotteet, miten se vaikuttaa ympäristöön. Ja voimme puhua tietysti myös taiteista. Taiteet ovat edistäneet käsityöläisyyttäkin ja voidaan puhua tärkeästä työstä, jota on tehty oman, ja itse olen luonut kokonaisen maailman luomieni aterioiden ympärille. Kyse ei ole mistään vastustamisesta tai konfliktista. Euroopan voima on sen monimuotoisuudessa, sen voimassa, kaikki yhdessä eikä koskaan toinen toisiamme vastaan. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Merci aussi. Uh, Mrs. Mathilde. Kiitokset ja seuraavaksi Mathilde Lecote, olkaapa hyvä. Faut que j'appuie là. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés. Hyvät, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, hyvät ministerit, hyvät komissaarit, hyvät naiset, herrat, hyvät eurooppalaiset ystävät. Minä haluan kiittää lämpimästi äh, puhemies Antonio Tajan ja tämän toiminut mahdollisuuden todistaa, kuinka tärkeää on tukea meidän kulttuuriamme, eurooppalaista luovuutta ja eurooppalaisia taiteilijoita. Minä olen erittäin syvästi eurooppalainen. Olen syntynyt Brysselistä, tulen Pariisista, olen syntynyt Ikselisissä. 1970 minun isäni oli Euroopan yhteisön kirjeenvaihtajana Ranskassa. Hän oli jo tuolloin eurooppalainen, vakuuttunut siitä ja vakuuttava. Minä koen itseni eurooppalaiseksi, koska meillä on tavoite. Ei mitään erotteluja, ei mitään syrjintää. Yhtä paljon hamburgeria kuin kuskusta, kuin ö, silakkarullia tai, tai, tai, tai mm, kaskonilaista lihapataa. Minä olen myös eurooppalainen, koska se on minun geeneissäni. Niin se on minun taiteilijan sisältöni. Niin minä olen eurooppalainen taiteilija. Koska minä olen ehkä enemmänkin kuvien kuin sanojen nainen, minä pyrin lyhyesti selittämään työtäni. Minä on vaku- vakaumuksini ja sitoumuksiani valokuvien avulla. Ehkä voimme katsoa nyt pientä fi- filmiä. J'ai toujours voulu être photographe. Minä halusin aina olla valokuvaaja. Olen itse oppinut. Olin toimittajana 10 vuotta. Asuin Los Angelesissa, jossa olin kirjeenvaihtajana ranskalaisille lehdille. Rayon Jaya ou encore les gangs de Los Angeles. Quand je suis entrée en France, ma route a croisé celle d'Alain Ducasse. Kun tulin Ranskaan, minä halusin tehdä valokuvia, jotka olisivat vain ergonomisia. Minä, minä halusin... Et ce qui m'a permis très vite de créer ma propre façon de voir les choses. Minä halusin yrittää nähdä oman tapani kuvata minulle, minkäla, mikä on esimerkiksi porkkanan sydän. Minä haluaisin nähdä, minkälainen on tuote. Mä en pysty. J'ai joué avec cet infiniment petit cet infiniment grand, avec du concret, Minä haluan konkreettisten, jokapäiväisten ainesosista luoda jotain abstraktia ja suojella myös arvojamme näin. näin liikkuvaa tai kiinteää kuvaa voin käyttää. Lähden liikkeelle samasta lähtöpisteestä Voidaan näin synnyttää tunteita eri ihmisissä. 2001, quand je suis arrivée dans... Vuonna 2001 uusi ilmiö, ilmiö tuli esille, molekyylikastronomia siitä Espanjasta, Ranskasta ja yhdistyneistä kuningaskunnista tuli ihmisiä. Kun tämä keitti, uusi keittiö kehittyi, niin silloin siitä tuli maailmanlaajuinen vallankumous valokuvassa, kun haluttiin käyttää ensimmäisiä numerisia menetelmiä. Se oli suuriluokan edistys ja minä heti halusin olla mukana tässä teknisessä kehityksessä. Sen takia pystyttiin valokuvaa demokratisoimaan, jakamaan ja nopeammin jakamaan tietoa kuvan avulla Anta, minä kerron teille nyt muutamasta tai aikaisemmasta vuodesta 1984. Minä järjestin kiertävän näyttelyn, jossa minun työtäni esiteltiin 20. Yhdysvallan kaupungissa. Minä en sen jälkeen pystynyt kuljettamaan kuvia yhtä paljon, joka käsittelee niin universaalia aihetta, ruokaa, the food. Mutta se oli aktivistinen valokuva, joka kuvasi äitiä, maa äitiä, joka on meille ruoan tarjoaja, ja se ylitti. Minä haluaisin yrittää, että eurooppalaiset rajatkin ei ole nyt tukea eikä keinoja, eikä oli mahdollista löytää eurooppalaista toimielintä, joka olisi tukeva auttamaan minua tekemään samoin ajan. tämä internet ja Facebook ja Instagram, ja ne ovat kaikkia loistavia ja tällä tavoin artistit ja taiteilijat voivat olla koko maailmassa. Jos me haluamme 80 prosenttia katsomme joka päivä pikkuruudultamme kuvia, minä en koskaan tule unohtamaan, mistä minä olen peräisin. Minä olen valokuvaaja. Se on aivan uskomaton keksintö. Silloin kun minä ensin, ensimmäisen kerran tajusin, minkälainen on luonnon valo, kun se, kun se yhdistyi normaalin valoon. Me puhumme eurooppalaisista tekijänoikeuksista meidän rajojemme ulkopuolelta. On tärkeää, että eurooppalaiset maat ovat yhdessä yhteisin keinoin, jotta artistit ja luovat voivat olla esillä Euroopassa omien rajojensa ulkopuolella. Tällä tavoin minun arvokas Eurooppani tulee olemaan täysimittaisesti elossa. Merion Ackerman. Ackerman, olkaa hyvä. Hän on Dresdenistä koulun johtaja. Democratic values. Euroopan demokraattiset arvot ovat äh, tuhoutuneet tällä hetkellä. Äh, Euroopan kulttuuriinstituutiot äh, joutuvat jatkuvasti taiteellisen vapauden uhan kohteeksi. Heidän täytyy siksi ottaa kantaa kyseenalaista omaa elitististä sisältöään ja rakenteitaan ja murtaa ero museon ja päivittäisen elämän välillä, korkean ja alhaisen taiteen välillä, paluu käsityöläisyyteen, fyysiseen tekemiseen voi hoitaa nämä haavat ja ongelmat, joita tässä yhteiskunnassa on vartalon liike on tapa kerätä tietoa ja kerät, saada luottamusta tähän maailmaan. Kuten 60 äh, perustettu äh, äh, Saksin staatliche Kunstsammlung Dresden pitää itseään tällaisena työ kokoelmana. Olemme erittäin iloisia, että suuri osa näistä arvokkaista taideteoksista on pysynyt olemassa Saksissa ja itäisessä Saksassa. Ja meillä on 894 miljoonan euron liikevaihto Käsityöläisyys on pysynyt yllä, mutta monet käsityöläisammatit Saksissa tänä päivänä ovat vaarassa johtuen polkumyyntihinnoista. Meillä on vain kaksi yritystä, jotka tuottavat blueprint-tekniikkaa, joka oli hyvin tunnettua aikaisemmin. Meillä on äh, käsityöläisyydellä mahdollisuus käynnistää modernisointiprosesseja. Esimerkiksi äh, Dresdenin äh, palatsin uudelleenrakentamisen johdosta monet perinteiset käsityöläisammatit herätettiin uudelleen henkiin ja tämä loi uusia työpaikkoja ihmisille. Museot ovat muisto ja tiedon herättäjä. Tämä periaate pakottaa muistamaan, korvataan luovalla muistolla. Me yhdistämme paikallisia kokemuksia ja taitotaitoa, erityisesti Dresdenissä, josta on tullut oikeistoisen populismin ydinkeskus. Se oli avantgardea viime vuosisadalla ja nyt siellä harjoitetaan monenlaisia moderneja eh, teknologioita, kuten esimerkiksi 3D-tulostusta ja ähm, ähm, aurinkokennoja. Pystymme tällä tavoin kuromaan kunketeen maaseudun ja kaupungin välisen kuilun. Museot voivat toimia sillan rakantana ihmisten ja teknologioiden välillä. Ehm, hierarkisen ajattelutavan poistuminen äh, elävöittää käsityöläisyyttä eri alueilla. Äh, tällä tavalla eri alueet pystyvät määrittelemään itsensä ja äh, käsityöläiset saavat arvostusta takaisin. Käytännön tietoa on vahvistettava ja taidetta on voimaannutettava haptiikan kautta. Kiitoksia. Minun täytyy tässä nyt esittää nämä taikasanat kahdesta minuutista ja kolmesta minuutista. Toivon, että autatte minua tässä aika tiukassa, suorastaan saristisessa rajan rajoittamisesta. Demare, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitokset kaikille, jotka ovat tänne vielä jääneet. Kulttuurihan luo meistä ihmisiä, joka, se on piirre, joka erottaa meidät muista lajeista. Tuskin kenenkään, ketään pitäisi enää joutua vakuuttamaan siitä, että kulttuurin ja kulttuuriperinnön varjeleminen on tarpeellista. Tosin niin täytyy nyt tehdä nykyisellään, koska aineellinen ja aineeton ja luonnon kulttuuri itse asiassa on nyt joutunut tuhotuksi joko tahallisesti tai tahattomasti. Se on jäänyt kaikenlaisen väheksymisen piiriin. Me, minä olen iloinen siitä, että parlamentti on nyt tässä johtoasemassa kulttuuriperinnön suojelemisessa, kulttuuriperinnön monimuotoisuuden ja arvon ja paikan suojelemisessa yhteiskunnassa. Me kaikki itse asiassa emme suojele pelkästään tavaroita tai tuotteita, vaan meidän kehityksemme perusarvoja ja pilareita. Unioni on tämän ymmärtänytkin ja minä olen sen saanut kokea, kun äh, sisäasiain pääosasto komissiossa ensimmäistä kertaa loi tällaisen kulttuurituotteiden laittoman kaupan tarkkailukeskuksen vuonna 2012. Unionitoimielimet ovat synergioita ja täydentävyyttä ja yhteistyötä sen pohjalta luonut. Mikään muu instituutio tai yksistään valtio ei pysty tätä ongelmaa ratkomaan. Meidän täytyy yhdessä toimia ja meidän täytyy näihin tehokkaisiin ja kestäviin ratkaisuihin kiinnittää huomiota. Kun olin muun muassa Haitissa, niin havaitsin, että kulttuurin suojaaminen on nähty ikään kuin yhtenä ongelmana, joka koskee pelkästään kulttuuripuolen ihmisiä, ainoastaan muuta henki, muutamaa henkilöä ja asiat ovat kuitenkin hyvin, hyvin toiseen suuntaan siirtyneet ja muutamien vuosien aikana on jo havaittu, että tilanne on paljon vakavampi kuin aika ajateltiinkaan, kun suurta, suurta osaa e, kulttuurista on tuhuttu ja, ihmis, tuhottu ja ihmiskunnan kehtoa e, murjottu ja tästä on tullut sitten kestävän kehityksen ja turvallisuuden aihe ja myös henkijäämisen aihe. Kulttuurin suojaaminen kuuluu nykyisin poliisin, myös terrorismin torjuntaan. Me kaikki olemme riippuvaisia toinen toisistaan, eli mitä tahansa syitä tai väitteitä onkin kulttuurin suojelemiseksi, niin yksi asia on selvää. Kun me kulttuuriperintöä suojaamme, niin me suojaamme sitten tulevaisuuttamme sekä kotosalla että ulkomailla. Kiitokset. Kiitokset. Rodolf de Lors Kolsvaaren Euroopan historian talojen johtaja, olkaa hyvä. Pahol. Je voudrais remer- Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Kiitos puhemies Tajanille. Kiitos jälleen kerran. Hän on todella avannut meille ovet omalle talolleen, mutta se on myös meidän talo ja koti. Ja meillä on mukava olla täällä, on, meillä on paljon ystäviä, ei, meillä on paljon ystäviä, eivät kaikki ole ystäviä, mutta paljon. Haluan kiittää kaikkia meitä autaneita ihmisiä vuonna, että 2018 olisi todella kulttuurinen vuosi, kulttuuriperinnön vuosi. Me olette tehneet täällä loistavaa työtä, kulttuurivaliokunta. Meillä on ystäviä myös valtionpäämiesten joukossa, koska komission pääsihteeri sanoi, ilman komissiota ei olisi tätä 2018 kulttuurivuotta. Hehän päättivät tästä, että se tulisi olemaan näin. Minä haluan myös kiittää erittäin paljon ystäviä. Eurooppa Nostra on yksi niistä. Ja myös Allianz Eurooppa, Euroopan kulttuuriallianssia ja myös muita järjestöjä, muita tahoja. Me emme ole yksin Euroopan yhdistys on historiallinen yhdistys, minä edustan sitä. Se on joko kukka tai puu on olemassa juuret ja sitten kukat puhkeavat kukkaan, on lehdet, on tuoksut. Historia on juuret ja myös vähän kaikki tämä historiallinen talo on vähän niin kuin ketju, jossa on niitä lenkkejä. Joskus niitä on lenkkejä, jotka ovat heikkoja. Joskus, joskus ne ovat kaukana toisistaan kylmä talvella joskus tehdään korjauksia ja ne ihmiset, jotka omistavat, ovat omistajia. Uskotaan, että he ovat rikkaita, mutta eivät näin, aina näin ole. Eivät välttämättä. Tänä päivänä tästä pitää puhua ja sen takia minä olen iloinen voidessani olla täällä tänään. Mitä minä nyt voin sanoa? Eurooppalainen kulttuuri on tärkeämpi kun ajattelemme poliitikoille tulon lähteenä kuin, kuin maatalous tai autoteollisuus vieläkin tärkeämpi kuin kemia, kemian teollisuus. Eli hyvät naiset ja herrat, ei meidän pidä tässä kyynelehtiä, vaan olla iloisia ja puolustaa, minkä takia olemme täällä. Ja että meille annetaan mikrofoni, että voimme sanoa näin, näitä sanoja. Ihan vielä lopuksi. Minä voisin myös puhua siitä, mistä ei usein kuulla puhuttavan poliittisilla areenoilla. Ihmiset, jotka ovat, elävät suurten kaupunkien ulkopuolella, maaseudulla, jotka asuvat maaseudulla. He ovat tärkeitä. Ja vielä lopuksi emme me ainoastaan halua miellyttää näitä ihmisiä, jotka tulevat meitä katsomaan ja kuuntelemaan. Me haluamme puhua myös perhosista, mehiläisistä, pikkulinnuista, koska meidän puistomme, puutarhamme ovat niitä luonnon, niitä matkailupuistoja, joita me tarvitsemme kun me puhumme talojen perusrakenteista, ajatelkaa näitä kaikkia, tätä kaunista luontoa. Meidän täytyy pelastaa se ja turvata se. Kiitos siitä, että minut päästä, minä sain tulla tänne tänään puhumaan. Kiitos. Merci. Merci beaucoup. Kiitokset, kiitokset. Olympia Bracci, taiteellinen johtaja Piccolo Teatro järjestöstä. Ladies and gentlemen. Hyvä puhe, johtaja, puhujat, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen, että voin äh, täällä kertoa kulttuuriperinnöstä, jonka sain isoäidiltäni Marga Sergarilta ja kuinka äh, haluan edistää hänen kulttuurihankettaan, joka on tärkeä osa äh, uudelleen perustettua pikkoloteatroa Marga Sergardi järjestöä. Perintö, käsin kosketeltava henkinen, on Unescon luokituksen mukaan perintöä menneisyydestä, jonka kanssa elämme tänä päivänä, jota viemme eteenpäin tuleville sukupolville. Sienan Piccolo Teatro oli Margasia Gardi Marmorosen luoma. Hän toi Sienaan teatteriasiantuntemuksen, jonka hän oli kerännyt ennen toista maailmansotaa Villa jaanon puutarhassa perheensä kotitalossa, jossa hän järjesti teatteriesityksiä ja sitä varten hän opetti maanviljelijän lapsia näyttelemään ja ohjasi ja johti lasten näytelmiä, kun hän itse oli lapsi. 50-luvulla Marga vei toimintansa Palazzo Sergardin ja perusti Sienan Piccolo Teatron hän perusti täydellisen sadan paikan teatterin Sienan talonsa äh, tanssiaissaliin. Teatterista äh, tuli äh, opetuskeskus ja teatteriesitysten keskus. Nämä kaksi Piccolo-teatron toimintaa jatkuivat melkein puoli vuosisataa. Tänä päivänä minä haluan seurata hänen jalanjälkiään, kun olen uuden järjestön taiteellinen yhteisjohtaja. Yksi tavoitteenamme on eh, edistää eh, käsin kosketeltavaa ja henkistä kulttuuriperintöä jatkamalla, kehittämällä ja viemällä eteenpäin näitä perinteisiä eh, opetusmenetelmiä ja luomalla kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia sekä toteuttamalla moderneja innovatiivisia teatteriesityksiä. Minä näin visioni kahden tunnetun akateemikon sanoissa. Professori Klammer sanoi, että tutkimus on osoittanut mikä tahansa kehitysprosessi sisältää tärkeän kulttuurillisen ulottuvuuden. Kulttuuri voi olla sosiaalisen muutoksen moottori. Siksi taidetta ja kulttuuria voidaan edistää kehityksen tärkeänä osatekijänä. UNESCO itse on ryhtynyt edistämään luovaa alaa kehityksen mallina. Ja tätä Piccolo Teatro Marga Sergardi haluaa olla, luovaa ala. Tulevaisuudessa eh, ihmillinen sosiaalinen ja luova pääoma tulee vaikuttamaan eniten ja siksi taide ja kulttuuri ovat tarpeellisia. Ei ole mitään lähestymistapaa, joka murtaa esteitä ja esteitä kulttuuristen erovaisuuksien välillä kuin taide ja kulttuuri. Me tarvitsemme yhteistä johtajuutta, jotta voimme vaatia taidetta välttämättömyytenä. Kiitoksia. Thank you. Maria Teresa Schettino. Maria Teresa Schettino. Hän on Strasbourgin yliopistossa antiikin professorina. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia pitää nyt puhe täällä yliopistojen edustajana sekä ranskalaisten että eurooppalaisten yliopistojen ja yliopistothan ovat sitoutuneet kulttuuriperinnön eteenpäin viemiseen, erityisesti antiikin perinnön. Minä puhun tässä myös antiikin järjestön puolesta näitä antiikkipäiviä järjestetään. Tieteilijät ja äh, järjestöt ovat paikalla puhumassa antiikista ja tulevaisuudesta. Ja nämä järjestettiin Sorbonnessa 8. ja 9. päivä kesäkuuta. Ja muun muassa parlamentti, Euroopan parlamentti oli tässä suojelijana. Haluaisin kiinnittää huomiotanne kulttuuriperinnön poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen arvoon tätä meille Välimereltä on jätetty perinnöksi aineetonta henkistä perintöä sekä kielitieteellistä, filosofista että oikeudellista, mutta myös tieteellistä. Myös meillä on erilaista käsikosketeltavaa perintöä, kuten historiallisia monumentteja ja arkeologisia vierailukohteita. Ja tämä myös virkistää meidän nykypäiväämme, nykypäiväistä kulttuuriamme ja kuuluu kaupunkiemme perintöön. Minä kiinnittäisin huomiota ehdotukseen luoda Välimerelle antiikin reitin ja tätä voisi sitten Union ja UNESCO tukea. Tässä olisi kulttuuri ja rauha yhteensovitettuina molemmilla Välimeren rantakaistaleilla ei puhuttaisi pelkästään talousasioista, vaan myös käytettäisiin sitä diplomaattisena välineenä kiitokset siitä, että olette ottanut ehdotuksemme huomioon ja toivon, että tästä voisimme keskustella myöhemminkin ja saisimme tämän hankkeen käyntiin. Kiitokset. Kiitokset. Ja lopuksi Mihailovic Eurooppa Nostran pääsihteeristöstä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki on jo sanottu. Minä halusin vain sanoa, että olen erittäin iloinen ja ylpeä. Me kaikki elämme toteutunutta unelmaa, että me nyt tänä päivänä e, istumme täällä salissa, Euroopan parlamentin täysistuntosalissa, Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotena tämä on toteutunut unelma. Miksi näin tapahtui? Koska me kaikki intohimoisesti teimme töitä ja panimme paljon energiaa tähän hankkeeseen. Ja tämä on ainoa tapa viedä Eurooppaa eteenpäin. Ja siksi halusin vain mainita sanat. Me tarvitsemme synergiaa, kumppanuutta, alliansseja Euroopassa. Ja siksi kollegani, hyvä ystäväni puhui jo eurooppalaisen kulttuuriperinnön allianssista 3.3. Kun 2011 aloitimme, en pystynyt unelmakaan siitä, että 2018 olemme täällä juhlimassa Euroopan kulttuuriperinnön vuotta yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, koska ilman Euroopan parlamenttia emme olisi sitä saaneet. Toivottavasti täällä salissa on vielä muutamia meppejä paikalla mutta toivon, että tämä kulttuuri ja kulttuuriperinnön tartunta leviää kaikkiin valiokuntiin ja poliittisiin ryhmiin Euroopan parlamentissa, koska yhtenäisenä olemme vahvoja. Tämä on Bulgarian puheenjohtajavaltion motto. Haluan käyttää omaa kieltäni Serbia. Haluan kuulla sen täällä salissa. Kuulimme että unelma toteutui. Kuulimme juuri operaa täältä täysistuntosalissa. Placido Domingo, puheenjohtajamme, joka ei valitettavasti voi olla täällä tänään meidän kanssamme, lupasi, että hän ensi kerralla hän on täällä, se on sitten hänen toteutunut unelmansa. Tämä on todella suuri um, uutinen lehdistössä. Me lauloimme operaa Euroopan parlamentissa. Jos on myös enemmän musiikkia, enemmän harmoniaa täällä ja kansalaisten kanssa voimme viedä Eurooppaa eteenpäin. Kuulitte paljon Berliinin vetomuksesta, jonka hyväksyimme ja jota edistimme viime viikolla Berliinin huippukokouksesta. Se on olemassa. Minulla on tässä kopio, useita kopioita. Minulla on tämän värinen takki. Jos joku haluaa tämän, niin tulkaa minun pakeilleni. Vielä viimeinen asia. Minulla on vielä puoli minuuttia aikaa nyt on aika toimia. Meidän on yhdessä muutettava äänensävyä, narratiivia, ajattelutapaa Euroopan unionin tulevaisuudesta ja me voimme saada aikaan alkuräjähdyksen, henkien alkuräjähdyksen. Tässä mainittiin tämä alkuräjähdys, joka tapahtui 2500 vuotta sitten Ateenassa. Se voi tapahtua uudelleen, ei vain Ateenassa tai Brysselissä, vaan jokaisessa kaupungissa ja kylässä Euroopassa. Meidän Euroopamme on laadittava uudelleen aloitetaan kulttuurista ja eurooppalaista kulttuuriperinnöstä. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Kiitokset tästä. Euroopan parlamentissa on myös muitakin laulajia täällä käynyt, muun muassa Farage, kun hän uh, hyvin usein laulaa, niin suorastaan se menee nuotin vierestä. No, tämä piti olla vitsi. keskustelua voisimme käydä. Voitte esittää lyhyitä kysymyksiä, muutaman lyhyen kysymyksen, koska minä olen nyt pyrkimässä säästämään tässä aikaa ainakin parikymmentä minuuttia, kun tässä puheenvuorot ovat olleet venyneet aika pitkiksi. Much. My name is Stefano Bonfa. Olen Oxfordin kestävän kehityksen yrityksestä 15 vuotta Oxfordissa. Olemme tehneet työtä ja myös muissa instituutioissa. Me olemme kehittelemässä sellaista, mitä Välimerellä haluaisimme ottaa käyttöön. Sektinon kanssa haluaisimme tästä keskustella, eli Välimeren perinnöstä. Me olemme täytäntöönpanemassa tätä matkailuun liittyvää tekoälyä. Ja tässä puuttuu kaikenlaisia strategioita kylläkin. Puutuitte erinäisiin ongelmiin ja kehitysongelmiin ja niin poispäin. Jos kaikkea ei laiteta sitten samaan ekosysteemiin ja lähdetä liikkeelle, to, varsinaisten, varsinaisen todellisten tilanteiden tuntemisesta, niin ei päästä puusta pitkälle, koska monet valtiot kaipaavat taloudellista kehitystä ja kulttuuri pitäisi ohjata siihen suuntaan ja tuota, massadata ja uutta teknologiaa voisi käyttää tässä hyväksi tämän ekosysteemin luomisessa. Meillä on pilottihankkeita tarjolla kaikille välimeren valtioille päästäksemme tavoitteihin. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Kiitokset. Haluatteko vastata hyvä Brakki, Bratsi? Please. Et tout d'abord, je pense... Ihan ensinnäkin olen sitä mieltä, kulttuurimatkailu voi olla yksi keino tiedostaa Euroopan historiaa, Välimeren historiaa ja mikä arvo on meidän perinnöllämme. Minä sanon kulttuuriperinnöstä. Minä lisäisin tähän myös, että ehdotuksessani on painotettu ei ainoastaan näitä kohteita, vaan myös niitä reittejä, jotka tekevät histon, rakentavat historian. Se on meidän kulttuurimme yhteneväinen linja, mikä on meidän yhteinen historiamme. Toivottavasti vastasin, mutta olen valmis kehittämään tätä ajatusta eteenpäin. Mulțumesc. Kiitokset. Olkaapa hyvä. My name is Albana Vokshi and I chair the... Olen Albana Vokshi ja johdan kulttuuri, äh, valiokunta Albanian äh, parlamentissa. Albania on hyvin pieni maa, mutta sillä on ainutlaatuinen kulttuuriperintö. Voitte löytää eri sivilisaation jälkiä siellä, helleenit, roomalaiset, bysanttilaiset, äh, ottomaanit ja modernin Italian jäänteitä Albanialle kulttuuriperinnön ylläpitämisen budjetti ei ole koskaan ollut prioriteetti. Ja syy, miksi haluan puhua tänään, on huoli ja vetoomus. En, kun tänään puhumme äh, myrskyn jälkeen kirjaston ensimmäinen kerros on vedenalaisena ja voi olla, että menetämme satoja äh, arvokkaita kirjoja. Minulla on tässä useampia äh, kuvia silloista. Tämä on Hostovan silta, Tämä on Orgotskan silta ja tämä on erittäin vanha, luostari 300 vuotta vanha e, Albanian eteläosissa, joka on kadonnut lähes tulkoon johtuen kansallisten viranomaisten huolen puutteesta, mutta erityinen syy, miksi haluan puhua, on tämä rakennus. Tämä kuuluu Circolo Italiano Albaneselle, niin se perus rakensi Giulio Bertet, tunnettu italian arkkitehti ja tämä oli kansallisteatteri kahdeksan vuoden ajan mutta nyt on jo kolmas viikko, kun sadat taiteilijat protestoivat tämän rakennuksen ulkopuolella, koska hallitus päätti tuhota sen. Ja niin, muutama sekunti vielä. Yeah. Olen todella pahoillani, mutta... Artists and we are... Tämä on satojen taiteilijan protesti ja puhumme siitä juuri nyt jos haluatte su- suojella rakennuksensa, koska hallitus päätti tuhota sen ja antaa julkinen maa yksityiselle, että he rakentavat kerrostaloja siihen. Minulla on vetoomus teille. Vasta. Kyllä varmasti kaikki ovat jo ymmärtäneet tämän, olemme kuulleet tämän. More projects to Am înțeles. Albanian kaltaisella maalla pitää olla. Această conferință niciun caz nu vă, poate, nu vă poate da un răspuns de tipul No niin, kiitos, kiitos joka tapauksessa nyt jo tästä. Onko muita kysymyksiä? Vă mulțumim foarte mult. Trebuie să vă anunț cu scuze. Că... Olen pahoillani, mutta meidän täytyy nyt parikymmentä minuuttia kirja umpeen. Seuraavat puhujat voivat nyt tulla tänne. Merci. Merci. Merci. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle, oui? Monsieur Ra- Herra Radu, älkää nyt pelätkö, tulkaa vaan tänne minun viereeni.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 Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvää iltapäivää. Jos voisitte istua alas, me jatkamme meidän tätä kaunista kokoustamme. Minulla on kunnia, ne jotka eivät vielä tunne minua, esitellä itseni Kari Madeli. Olen liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajana, olen nuorin puheenjohtajatar täällä ja olen erittäin liikuttunut ja otettu siitä, että voin istua täällä teidän edessänne. Tämä on todellinen onnen ja ilon päivä. Tämä pyöreän päivän keskustelu jatkuu aihekokonaisuudesta kulttuurimatkailu meille ja minulle vastaavan valiokunnan puheenjohtajana. Minä olen erittäin liikuttunut, koska minä olen nyt tässä puhemies Tajanin paikalla. Onko tämä nyt joku ennakkomerkki jostakin? Haha. Mutta me voimme puhua matkailusta yhdellä sanalla. Toivottavaa, haluttavaa matkailua kaikkien maalueiden kannalta – Sehän tuottaa kohesiota ja se on alue tai paikka, joka vuosi, joka vuoden aikana tällaisille tapahtumille. Ja tapahtuvat ovat moninaisia. Kun puhutaan matkailusta, voidaan puhua myös gastronomiasta, voidaan puhua samaan aikaan myös matkailusta, johon sisältyy myös uskonnollista matkailua. Matkailu on myös toimintaa, johon liittyy tiukasti muistot ja muisti, esi kansakunnan tai yhteisön muisti menneisyydestä. On kyse myös tuoksuista, kauneudesta, maisemista. Kaiken tämä haluan sanoa vain sen takia, että meidän pitäisi nyt konnioittaa enemmän paikkoja, jossa vierailemme, koska tänä päivänä – on siirrytty eliitin matkailusta pois. Aikaisemmin mahd- kaikkien ei ollut mahdollista matkailua. Tänä päivänä 40 prosenttia Euroopassa matkailu on sen kaltaista, että tarkoit- se on kulttuurikohden matkailua. Ja tämä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja menetelmiä tullaan käyttämään myös eri tavalla tulevaisuudessa – riippuen matkailijoiden määrästä, joka tulee tuntuvasti kasvamaan esimerkiksi Intiasta, Kiinasta, joilla ei ole vielä matkailukäytännettä, niin kuin meillä on Euroopassa esimerkiksi kesälomamatkailua, kausiluonteista matkailua. Se matkailu jakautuu koko vuodelle Aasiasta tuleva. Kulttuurimatkailu voi myös olla merkitä yhteisasumista, joka voi osoittautua vaikeaksi on vaikeuksia, kun ollaan, väestö, väestö on niin paljon, kulttuuriperintöä tuhotaan, tärvätään. Kaupungin keskuksissa on liikaa matkailijoita. Joskus puhutaan identiteetin katoamisesta. Ihan oikeutetusti puhutaan kaupallisesta matkailusta, pikamatkailusta, expressmatkailusta Ja myös jos puhutaan tästä matkailusta, joka synnyttää odottamattomia vaikeuksia. Ja kaikki tämä tietysti synnyttää myös, me, äh, syn, aiheuttaa meille haasteita. Me olemme vaarojen edessä. Tanssimme tulivuoren äärellä ja meidän täytyy ajatella koko planeettaa ilmastoa matkailun myötä ne, ja pitäisi olla yhteen sopivaa paikallisen väestön kanssa ja talouden kanssa, mutta viestini tarkoittaa sitä, että kulttuurimatkailulla on kuitenkin kaunis tulevaisuus edessään, jos se perustuu siihen, että kunnioitamme meidän historiallista perimää, perintöämme. Uusia muotoja sukeutuu, se vo, joutuu törmäämään digitaaliseen vallankumoukseen. Ja samalla digitaalinen vallankumous antaa meille enemmän luovuusmahdollisuuksia. Meillä on paljon nykyaikaisempaa, paikallisempaa, elävämpää kulttuuria ja tämä digitalisoiminen tarkoittaa myös suurta, merkitsee suurta roolia matkailun kehittämisessä. Pitäisi katsoa, mitkä ovat huomispäivän ammatit matkailussa. Sen on voinut jo nähdä Uberin toiminnassa, joka muistuttaa että meille, että tämä sektori ei tarpeeksi säädelty. Meillä on Airbnb-majoitusjärjestelmä. Mitä me nyt toteamme? Yli, meidän täytyy lainsäädäntöinä ryhtyä säätelemään näitä käytänteitä, jotta tämä uusi talous, jota puhutaan, Ou alors de partage. puhutaan jakamistaloudesta, Eli tämä uusi talous joskus myös tuo mukanaan ongelmia. En ole ihan yhtä mieltä siitä, tai niiden kanssa, jotka sanovat, että eliitin matkailu on vain menneisyyttä koska meidän liikkuvuutemme paranee Euroopassa. Jokais väestön luo, jokainen väestöryhmällä on oikeus ja mahdollisuus matkustaa Meillä on koko nuoriso voi myös matkustaa junalla, he voivat matkustaa raiteilla Euroopassa, pass rail, he voivat matkustaa halki Euroopan, mutta kaikille pitäisi taata pääsy matkailun oikeuksiin ja ihanuksiin. Se on meidän suuri haasteemme. Muutama sana huomispäivän matkailusta sehän myös pitää yllä meidän luovuuttamme. Se synnyttää mielikuvia, mielikuvitusta. Se tarkoittaa myös, että meidän ei pidä pelätä tulevaisuutta ja aina sanoa, että ennen oli paremmin. Ei. Huomispäivän matkailu on on sen kaltaista, että se voi poistaa köyhyyttä. Se on todella miellyttävää ja on todella miellyttävää että minä voin nyt käynnistää tämän pyöreän pöydän iltapäivän keskustelun, koska meillä on täällä aivan loistavia poikkeushenkilöitä meillä puhumassa. Ihan aluksi on sanottava, että olen erittäin liikuttunut, kun voin istua teidän vieressänne. Herra Radu, Mihail Janu, anteeksi jos äänsin vähän väärin. Minä olin erittäin järkyttynyt teidän erästä filmistänne, jonka nimi oli Konsertti minä olin erittäin liikuttunut, koska se on todella kulttifilmi ja se on koskettanut minä ehkä eniten, eniten kaikista näkemistäni film-elokuvista. Ja sen takia olen erittäin iloinen, että voin istua vieressänne. Kiitän myös siitä, että olette tulleet tänne tänä päivänä Euroopan parlamenttiin ja tähän paneeliin. Myöskin tässä paneelissa meillä on muita kollegoja Euroopan parlamentista. Christian Ehler, vasemmalla puolellani. Niin te olette yhteisesittelijä Euroopan parlamentissa kun mietinnössä, jossa puhutaan EUn yhteneväisistä politiikoista, kun puhutaan luovasta teolasta ja luovasta ja poli- kulttuuripolitiikasta. Kiitos, hyvä kollega, että tulitte tänne. Sitten meillä on Luigi Morgano, kiitos läsnäolostanne. Te olette myös Euroopan parlamentin edustaja, yhteisesittelijä mietinnössä, jossa puhutaan yhteneväisestä EU-politiikasta, samasta aiheesta, luovista teollisuudesta ja kulttuuripolitiikasta. Me tarvitsemme sitä Euroopan tasolla. Sen jälkeen herra Francisco Mianmon, tervetuloa tähän paneeliin. Te olette varapuheenjohtaja interryhmässä, jossa puhutaan Euroopan turismatkailun kehittämisestä, kulttuuriperinnön kehittämisestä. Tämä on todellinen interryhmä. Mikä on interryhmä? Se on ryhmä edustajia, meppiä, jotka säännöllisesti kutsuvat asiantuntijoita kertomaan meille asioista ja jotta, että me emme lainsäätäjänä lähtisi jarruttamaan tätä kulttuuridynamiikkaa, meidän täytyy perehtyä myös ongelmiin monemmin puolin. Claudia Tapardel myös Euroopan parlamentista, olette varapuheenjohtaja tässä samassa interryhmässä ja te olette myös minun valiokuntani jäsen. Erittäin tärkeä jäsen liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Kiitos läsnäolostanne. Sen jälkeen toinen esittelijä, mietinnön laatija. Rouva Mikaela Soidrova, esittelijä Euroopan solidaarisuusjoukoista. Miten se määritellään, mitä se tarkoittaa? Ja minä haluan, että vähän te kertoisitte myös tästä. Tässä pyöränpöydän paneelissa meillä on vielä Rova Samarcic Markovic. Missähän te olette? Ah, hän ei ole vielä paikalla. Ah, tuolla. Hyvä. Jos te voisitte nousta ylös, jotta jotta vieraat näkevät teidät. Kiitos, että tulitte joukkomme. Ensuite, nous avons Guillaume. Sen oui, vous êtes... Guillaume Kientz. Tervetuloa. Louvre-museon konservaattori. Te varmasti tulette kertomaan meille tästä eh, eh, Louvre-museosta. Oli näkyvissä eräs videoklip, joka aiheutti paljon keskustelua. Sen jälkeen herra Harry Verveijan. Fondation Européenne. European Foundation European säätiöstä. Levez-vous. Voilà. Merci d'être avec nous. Kiitos. Sen jälkeen Simon Little. Euroopan Interactive Software Federation of Europe – toimitusjohtaja, kiitos läsnäolostanne. Ja viimeisenä Luigi Fusco Girard, Click Project puheenjohtaja. Kiitos teille myös läsnäolostanne. No niin, pitemmittä puheitta. Anteeksi, anteeksi. Täytyy lisätä. Unohdin tässä välissä Dimitrios Patremalis, Akropolis-museon johtaja. Te olette täällä. Kiit- tervetuloa myös teille. No niin, hyvät paneelin jäsenet, nyt annan teille kaikille vuorotellen puheenvuoron. Mutta ihan ensi alkuun haluaisin lähettää viestin, tai siis lähettää teille, tälle yleisölle videon, joka tulee meille Euroopan komission jäseneltä Maria Gabrielita, joka on vastuussa digitaalitaloudesta, digitaalia taloudesta ja digitaaliyhteiskunnasta. Ja nyt me katsomme tämän videon. Hyvä Euroopan puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset, hyvät herrat. Minä kiitän siitä, että voin käyttää tässä puheenvuoron kääntyä teidän puolenne tässä tapahtumassa, joka on todella tärkeä tänä Euroopan kulttuuriperintövuotena. Nyt on mahdollisuus meille uudelleen sanoa, että kuinka selkeästi me voimme välittää viestin, jonka mukaan kulttuuri oli vain vaihtoehto tänä päivänä. Päinvastoin Kulttuuri on ensimmäisellä sijalla, kun me puolustamme meidän vapaata demokratiaa, joka on uve, uva, avoin kaikille. Tällä hetkellä, kun maailma e, maailmaa uhkaa. Kaikenlaiset uhat e, eivät myös Euroopan rajan ulkopuolella, vaan Euroopan sisällä. Kulttuurilla on meidän yhteiskunnallille monia hyviä hyveitä yhtäältä. Meidän pitää paremmin tuntea muisten kulttuurit. Se on tärkeää rauhan ja yhtenäisyyden tai ymmärryksen avulla, yhteisen ymmärryksen avulla siihen päästään. Toisaalta, jos me edistämme meidän eurooppalaista kulttuuria, niin se on loistava keino lähteä toteuttamaan meidän arvojanne ja sin kautta ne kansainväliselle näyttämölle. Kulttuuriperinnöllä on universaalit arvot meille kaikille yksilöinä yhteisönä ja yhteiskuntana. On tärkeää säilyttää se ja välittää se seuraaville sukupolville. Voidaan se mieltää ehkä staattisena, että se kuuluu menneisyyteen, mutta itse asiassa se kehittyy koko ajan meidän sitoumuksemme myötä. Kulttuuriperintö on usean on erimuotoinen. Joskus se on käsin kosketeltavissa monumenttien, kaupunkien, taideteoksiemme välityksellä myös aineettomina meidän käytäntöön, että me edustuksemme meidän tiedon, taidon ja ilmaisuomme välityksellä. Tänä päivänä digitaalinen vallankumous on myllertänyt meidän yhteiskuntamme. Se antaa meille ennennäkemättömät mahdollisuudet saada kulttuuri meidän kansalaistemme elämän keskiöön. Minä haluaisin nyt mainita lyhyesti konkreettisista hankkeista neljä, jotka tulevat paaluttamaan meidän etenemistämme. Ensimmäinen aloite, jonka haluaisin mainita, on strategia Digital for Culture – olen vakuuttunut, että numeris, digitaalisella arvolla pystytään demokratisoimaan pääsyä kulttuuriin ja samalla voidaan parantaa sen omaa arvottamista. Se on keskeistä meidän digitaaliselle strategialle kulttuurissa, jossa puhutaan, minä olen komissaarina vastuussa digitaalisesta taloudesta ja kulttuurista. Strategia perustuu kuuteen pilariin. Ensinnäkin halutaan laajentaa ja demokratisoida kulttuurin pääsyä. Toisekseen haluamme kaupallistaa sitä ja arvottaa kulttuuriperintöä. Kolmanneksi haluamme parantaa digitaalista tuotantoa ja sen jakamista ja sen yhteneväistä. Neljänneksi me haluamme arvioida, arvottaa tai, taitoa ja tietoa. Ja meillä on myös kansainvälinen yhteistyö ja tiede, jotta me voisimme todella mm, viedä tätä kaikkea eteenpäin. Jotta tätä voidaan toteuttaa, niin Euroopan parlamentin sitoutuminen on aivan keskeisen tärkeä. Toinen aloite, jonka mainitsin teidän edessä, on meidän uudistettu sitoumuksena ja vahvistettu AV-sektorin puolesta. Euroopan komissio tukee kilpailukykyä tälle sektorille ja sen kulttuurimonimuotoisuutta median välityksellä – Eurooppa, luova eurooppa ohjelma myötä. Jos puhutaan budjetin ja sen rajoitteista, niin aivan erityisesti Brexitin takia minä olen si- tiukasti sitoutunut siihen, että puolustan kunnianhimoista budjettia AV-sektorille. Ehdotan, että investoidaan 1,2 miljardia euroa vuodelle 2020-2027. Komissio on yhtäältä tajunnut AV-teosten arvon, jotka ovat tärkeitä kulttuurivektoreita meidän kansalaisillemme. Toisaalta investoinnin tehokkuus näin loistavalle sektorille. Kolmas aloite on tienristeyksessä, kun puhutaan digitaalisoitumista ja kulttuuriperinnöstä. Minä haluaisin mainita se, että on eurooppalaisten taideteosten repertuaarin luettelo. Minä puhuin tästä jo Berliinissä tämän vuoden tammikuussa. Tämä on saanut taiteilijoiden tuen, jotka pyrkivät siihen ja toivovat siihen, että heidän teokset saavat mahdollisimman suuren yleisön, että ammattilaiset myös saisivat parempaa näkyvyyttä teostensa myötä, kun, jotta niiden arvostus olisi parempaa. Meidän yksinkertainen ajatuksemme siitä niveltyy moneen etappiin. Ensimmäisessä vaiheessa haluamme luoda tietokannan ammattilaisille, jotka tulevat oma maan jakamis- video, filmien jakamista ja esittämistä. Tämä sektori on nyt edennyt erittäin nopeasti, jotta voimme käynnistää tämän vuonna 2019. Toinen vaihe hankkeessa on, että laajennamme tietokantaa ja informaatiota, joka siellä on sisällä, jotta se voisi olla hyödyllistä kaikille kansalaisille, esimerkiksi tarjoamalle jonkinlaisia elokuvien katselumahdollisuuksia sähköisesti verkossa. Tämä on, meillä on myös ainut euro, yksi eurooppalainen alusta Europeana. Siellä on 51 miljoonaa taideteosta, esinettä, kirjaa, videoa ja ääntä, jotka tulevat yli 3300 kulttuurilaitoksesta koko Euroopassa. Tämä on todella kulttuuriperinnön lippulaiva Euroopassa. Ja lopuksi, kun puhutaan konkreettisesta toiminnasta, josta olen puhunut, milloin haisin hyötyä hyötyä tästä tilanteesta muistuttaa teille, että neuvotteluja, jotka viedään tällä hetkellä loppuun, kun puhutaan tekijänoikeuksista, on keskeisen tärkeitä eh, koko luovuudelle ja kaikille eh, tekijöille digitaalisessa ekosysteemissä. Minun on pakko olla lyhyt tässä viestissä, niin minä haluan tässä muistuttaa teille, että minä olen todella sitoutunut ja tuen mm, digitaalisten palvelujen etenemistä, jotta ne olisivat kaikkien saavutettavissa ja tehokkaita ja että kaikki eurooppalaiset voisivat mahdollisimman paljon hyötyä sieltä. Se on minun näkemykseni digitaalisesta muutoksesta ja minä haluan, että tässä keskitytään kansalaisiin ja että me palvelemme heitä. Kiitos tarkkaavaisuudestanne ja toivon teille erittäin hedelmällistä keskustelua. Merci à notre Kiitos meidän komission jäsenelle tästä viestistä. Ja sitten jatkamme välittömästi. Käännyn teidän puoleenne, herra Mihailiano. Erittäin kaunis nimi. Mihail Mihailanu romanian kielellä. Erittäin kaunis nimi. Te olette filmintekijä, käsikirjoittaja, te olette runoilija – te olette kirjoittaneet runokokoelman. Siitä ei siitä ole kovin kauan, yli 30 vuotta sitten. Te olette olleet eri Jurjen puheenjohtaja venäläisen elokuvafestivaalin Raadin puheenjohtajana. Te olette olleet myös puheenjohtajana Euroopan lyhyt filmifestivaalin Raadissa. Te olette myös olleet myös Lux Raadin kunniapuheenjohtajana. Me kuulimme komissaarin viestin, mehän, miten elokuvien välityksellä, miten tämä kulttuurivälityksellä tänä päivänä voidaan saavuttaa eurooppalaiset arvot ja pitää niistä kiinni, tehdä nimenomaan, minä sanon sen uudestaan, minä haluan myös, että kaikki menisivät katsomaan tämän loistavan filmin, elokuvan, jonka nimi on Konsertti. Miten te miellätte meidän e, kulttuuriperinnön suhteessa omaan, omaan taiteeseenne, omaan näkemykseen, omaan teht- päivä tehtävänne. Kiitos vielä kerran läsnäolostanne. Äh, Kiitokset. Minä johdan myös äh, järjestö ranskalaisten elokuvantekijöiden ja eurooppalaistenkin elokuvantekijöiden järjestöä. Mun on siellä mukana ja tässä tehtävässä olen nyt tässä tänä iltana esiintymässä. Kiitokset, kiitokset kaikille parlamentin jäsenille, kiitokset puhemies Tajanille tämän konferenssin järjestämisestä. Tämä on hyvin merkittävä eurooppalaisessa nykyisessä poliittisessa tilanteessa, joka on huolestuttava ja toivon, että kulttuurin ja koulutuksen kautta me pystyisimme hivenen tuota populismia ja erinäisiä pelonaiheuttajia hillitsemään minä muistan, että meitä on autettu suurissa taistoissa erityisesti tekijänoikeusdirektiivikeskustelussa. Tämähän ei ole vielä päätöksessäkään, mutta tilanne oli huonompi hetki sitten. Kiitokset siitä, että myös muitakin direktiivejä on saatu vietyä hyvin eteenpäin ja Euroopan kulttuuriseen monimuotoisuuteen on kiinnitetty huomiota. Vuonna 2013 meidän, meillä oli hyvin vaikea tilanne, kun tehtiin kulttuurisia lakeja, jotka olisivat vahingoittaneet eurooppalaista kulttuuriidentiteettiä. Parlamentti erityisesti meidän kanssamme on nyt tätä taistoa johtanut kaikki elokuvan tekijöiden kanssa. Siis kulttuurihan on meidän, jär, meidän lakikehyksemme varsinainen pohja ja siihen, me, siihen meidän kulttuuriperintömme tietysti on pohjana tässä. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota todellakin tähän monimuotoisuuteen, kulttuuriseen monimuotoisuuteen, mutta monimuotoisuuteen nykyisellään myös ajattelun monimuotoisuuteen. Onko Eurooppa eh, edelleenkin kyvykäs puolustamaan eh, ajattelun monimuotoisuutta, jonka pohjalta kansanvalta on saatu luotua nykyisessä tilanteessa, jossa on eh, asetettu kaikenlaisia kysymyksiä. Me olemme tietysti digitaalisesta maailmasta hyvin tyytyväisiä. Se tarjoaa pääsyn kulttuuriteoksiin laajastikin, mutta jos ajatellaan tätä poliittista yhteyttä, se on huolestuttavaa ja tässä digitaalisessa maailmassa on suuria äh, digitaalisia jättiläisiä, jotka sitten herättävät kysymyksen tekijänoikeuksista. Miksi me nyt sitten copyright-puolella näitä tekijänoikeuksia haluamme suojella? Nimenomaan nyt haluamme kiinnittää huomiota siihen, että vallan kahleista voitaisiin vapaa ajattelu vapauttaa. Voltaire on näin sanonut jo satoja vuosia sitten. Ja kyse on ollut tietysti alueellisista ja kansallisista valta keskittymistä silloin, mutta nyt meillä on suorastaan globaalisesta vallasta kyse. Olisi kovasti vaarallista tekijänoikeudet ja myös varsinkin palkkausjärjestelyt sysätä näin tällaisille, val, tällaisille suurille vallanpitäjille. Jos ajatellaan audiovisuaalista suuria konserneja, Netflix, Amazon, Disney, Fox ja kiinalaiset, jotka ovat markkinoille tulossa, jotka sitten erinäisiä algoritmeja käyttävät hyväkseen ja pyrkivät sitten elokuvan tekijöille asettamaan vaatimukset siitä, mitä ikään kuin markkinat vaativat ja minkälaisia te- töitä sitten teoksia pitäisi luoda. Kiitokset siitä, että te tätä eurooppalaista käsitettä ja eurooppalaista arvomaailmaa viette eteenpäin. Tällä tavalla me voimme sitten audiovisuaalisessa taistossa voittaa. Me olemme siis myös tällaista suurta koulutuksellista taistoa käymässä, nimittäin nuoret ovat jatkuvasti audiovisuaalisen pui, pauloissa. Minä olen musiikkia, kirjallisuutta, taideesineitä ja muita kulttuurin osatekijöitä ihailemassa, mutta kuitenkin nuoret kiinnittävät huomiota erityisesti tuohon digitaaliseen audiovisuaaliseen puoleen. Meidän täytyy taata, että senkin puolella monimuotoisuutta ja kulttuurista laaju, monila, monialaisuutta viedään eteenpäin. Kysymys onkin juuri se, millä tavalla me voimme sitten digitaalisesta maailmasta hyötyä. Tietysti myös säännöin. Monta kertaa säännöt sitten pelottavat, koska vaikuttaa siltä, että vapautta sitten rajoitettaisiin. Itse asiassa näin ei ole, koska säännöt, jotka on tehty oikein ja hyvin perustein, itse asiassa tasapainottavat tätä tilannetta. Ja ja näin voidaan kaikki, voimme kaikki voittaa, kun ajattelemme, että suuret digitaaliset yritykset tarvitsevat katsojia ja rahojamme niin meidän, me, ne tulevat meidän markkinoillemme käyttämään hyväksi yleisöä, mutta meillä täytyy olla koulutettua yleisöä. Yleisöä on koulutettu vuosisatoja ja tässä täytyisi sitten saada aikaan jonkinlaista vaihtoa. Markkinoillemme pääsee sillä ehdolla, että mm, nyt kulttuuriperintöä perintöön osa, halutaan osallistua ja rikastuttaa sitä. Ei tänne voi vain tulla saalistamaan katsojia ja yleisöä, vaan täytyy toimia yhteistyössä. Ja tässä on tietysti, kuten kaikki tietävät, erinäisiä vähimmäisvaatimuksia, kuten 30 prosenttia vaaditaan jokaisen eurooppalaisen tuottajan ähm, katalogeista tiettyä äh, tuotetta. Ja jos me katsomme sitten näitä liikevaihtolukuja ja näiden Ähm, eri teosten ähm, niihin sijoitettuja rahoja, varsinkin ennen kuin teoksia ryhdytään tuottamaan, niin se olisi hyvä. Ja näin me voimme sitten viedä arvoja eteenpäin. Kulttuuria siis massa tuotetaan ja jaellaan, eli nämä suuret jättiläisyritykset, jotka pyytävät, että tulkaapa tänne meidän suojiimme, koska meillä on siihen mahdollisuuksia. Me olemme tässä vuosikymmeniä havainneet jo sen, että esimerkiksi maataloustuotanto, muu tuotanto, terveyspalvelut ja muut joutuvat kärsimään tällaisesta jatkuvasta jättiläismäisestä keskittämisestä. Ja nyt me olemme ajautumassa kulttuurista samaan. Me emme saa ajaa kulttuuria tuhoon, koulutusta tuhoon, elokuvantekijöitä ja muita muita taiteilijoita tuhoon tällaisella toiminnalla. Eli meidän täytyy nyt sitten muistaa, mitkä ovat nämä arvot, jotka perustuvat sitten tietynlaiseen tavaramerkkiin ikään kuin siihen verrattuna, mikä arvo on varsinaisella kulttuurin sisällöllä. Me haluamme sitten sellaisia teoksia, jotka eivät ole sitten vain jonkun tietyn merkin alla ja mahdollisimman halvalla tuotettuja. Minä haluaisin kiinnittää huomiota myös sellaiseen ilmiöön, joka välttämättä ei sitten tuota kulttuuria kaikkien saataville. Nimittäin tulevaisuudessa on vaara siitä, että Goraria, Godarin eh, tuotteita esimerkiksi tai teoksia näkisi esimerkiksi Netflixillä ainoastaan Truffauta, Amazonilla ja näin ainoastaan tietty jättiläinen ottaa nämä haltuunsa. E, eli tällaisia, joilla on vain yksi tilaus johonkin yhteen jättiläisyritykseen, ei pysty näkemään sitten näitä kaikkia elokuvia, eli tähän täytyy miettiä myös lainsäädännöllistä kehystä, jolla voitaisiin välttää sitä, että teokset sitten ikuisiksi ajoiksi annetaan jonkun tietyn suuren yrityksen äh, haltuun. Ja kiitän Maria Gabrielia, komission jäsentä, aloitteesta. Me olemme yhteistyötä tehneet tässä paljonkin olen, puhun tässä eri ystävien ja kollegoideni nimissä myös, eli meillä olisi eurooppalaisten teosten tietokanta ja hakukone olemassa. Tämä katalogi on kiinnostavin tällä hetkellä Euroopassa, jossa, johon siis on kerätty nämä kaikki teokset ja jalkapallopuolella on havaittu usein, että puolusta osataan, mutta ei hyökätä ja monta kertaa näin on käynyt Yhdysvaltain kanssa, koskaan ei sinne pyritä sinne markkinoille. Ja nyt tämä internetin ja uuden teknologian kautta me olemme saaneet aikaan ajatuksen hakukoneesta, jossa olisi kaikki eurooppalaiset tuottajat ja teokset, e, me, e, eurooppalaiset nerot, me eurooppalaiset itse olemme niitä, joilla on sitten oikeudet myös aasialaisiin ja afrikkalaisiin ja eteläamerikkalaisiin teoksiin ja joihinkin pohjoisamerikkalaisiinkin, mutta me emme käytä hyväksemme näitä oikeuksiamme, joten meidän täytyisi luoda tällainen hakukone todellakin ja sitten saada kaikista elokuvista tällainen välitysmuoto kaikkialle maailmaan sellaisillekin alueille, jossa niitä ei ole vielä saatavilla ja te, me olemme tehneet tästä tilastoja noin 40 prosentilla e, alueista ei voida e, vielä näitä teoksia sitten esittää. Me haluaisimme sitten saada tällaisen toisen tyyppisen e, hakukonejärjestelmän ja Yhdysvalloissa on myös tätä yritetty. Me haluaisimme jonkunlaista vastavuoroisuutta, koska meillä nähdään heidän elokuviaan, mutta ei siellä välttämättä. Eli meidän täytyisi myös käyttää tätä uutta teknologiaa hyväksemme. Kiitokset. Merci beaucoup pour... Kiitos paljon näistä sanoista. Ne ovat todella tiukkoja, taisteluhenkisiä mutta ne ovat teille tyypillisiä, eli vastavuoroisuus. Täm, me kehitymme täällä, siinä maailmassa, ei ole vain vahvempia ja heikompia, jotka aina jo jäävät jalkoihin. Tämä sana on tärkeä tekijänoikeus, koska taiteilijat elävät siitä. Se on tärkeää muistaa tänä päivänä, kun puhumme työn ilmaisuudesta taiteilijoille. Se on mahdotonta. Alors, allez, allez. Ah. La gratuité, c'est les mettre en prison. Niin, ilmaisuudella me itse asiassa ajamme äh, tässä näiden suurten jättiläisten äh, haltuun. Accessible au plus grand nombre. Äh, vielä haluan sanoa jotakin teidän puheenne lopusta, että mahdollisimman suurille joukoille väestölle pääsy, että kaikki voisivat päästä kulttuurin piiriin, se on tärkeää. Euroopan tasolla olemme oppineet, että kaikki kaikki, kaikki tämä välittyy teidän elokuvienne välistä, teidän kulttuurinne välitystä. Me voimme tällä tavalla vahvistaa eurooppalaista ö, tietoisuutta. Minä kiitän vielä kerran lämpimästä teitä teidän sanoista, Ne ovat vahvoja sanoja täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa. Kiitokset. Puhuitte myös matkailusta. Muistuttaisin, että kulttuuri on elämäni parhaimpia matkoja kun voin sitten muiden kautta matkustaa. Ja tämä on sitten eh, myös rauhan moottori. Meidän täytyy pystyä eh, muiden mielikuvituksen kautta ikään kuin matkustamaan. Me voimme aivan varmasti taputtaa teille nämä tavansanoja ja toivottavasti ne myös herättävät ja, ja saavat eurooppalaiset myös tajuamaan tämän, koska näistä arvoista me jatkamme työtämme eteenpäin. Minä me emme voi lähteä nime, missään nimessä polkemaan näitä. Meille on erittäin tärkeää nämä. Kiitos teidän puheestanne ja sen jälkeen siirrymme välittömästi. No niin, aplodit. On passe vous, monsieur. Seuraavaksi edustaja Eller, Christian Eller, Euroopan parlamentissa yhteisesittelijä, kun puhutaan kulttuuriteollisuudesta ja luovasta teollisuudesta. Ja olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin kiitos siitä, että jäitte tänne, mutta palkinto siitä voi olla, että eh, tulette lähemmäs tämän keskustelun poliittista puolta. Minulta pyydettiin yhdessä kollegani eh, Morganon eh, kanssa kulttuurivaliokunnasta kertomaan vähän enemmän Äh, alan kaupallisesta ulottuvuudesta ja pyytäisin, että ette näe tätä väärin. Tämä parlamentti kyllä osoitti tänään, että arvostamme äh, kulttuuria. Meillä on tunneside, jota ette ehkä usko, jos olette tämän tapaisessa paikassa. Me arvostamme sitä, mitä te teette. Ja äh, kulttuuriperinnön epäkaupallista puolta arvostamme, juhlistamme sitä täällä ja korostamme sen merkitystä. Mutta en usko, että on ristiriitaa siinä, että näkee myös tämän kaupallisen ulottuvuuden. Kulttuuriperintö on osa Euroopan kulttuuri- ja luovaa alaa. Tämä on ala, joka työllistää kaksi ja puoli kertaa enemmän ihmisiä kuin autoteollisuus tai lääketeollisuus. Ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä. Ei ole ristiriitaa kulttuurin ja kaupallisuuden välillä. Ja se, äh, mitä äh, herra Mihail Anu sanoi aluksi, jos googlaatte Financial Timesin artikkelin, joka julkaistiin tänään, että Google äh, käytti kolmenumeroisen miljoonan ähm, lobatakseen Brysseliä tekijänoikeuksia vastaan. Näette, millainen kaupallinen merkitys kulttuurilla on. Google sen ilmeisesti ymmärtää, mutta poliitikot Euroopassa eivät kovin usein. Tällaiset surulliset uudet alliansset sokeiden nettilobbareiden ja suurten alustojen kanssa on vaara ja 30 vuoden kuluttua se voi olla kulttuuri eh, monimuotoisuuden loppu Euroopassa. Eh, elokuvien tuottaminen on kaupallista, mutta myös kulttuuria ja ne on yhdistettävä ja meidän on ymmärrettävä, kuinka suuri merkitys kulttuuriperinnöllä se on eh, moottori alueelliselle taloudelle ja kulttuuri ja luovalle alalle. Se johtaa kysymykseen siitä, että mm, millaista kohesiota Euroopassa on. Se on moni tarkoituksia palveleva asia, mutta me emme saa unohtaa sen kaupallista ulottuvuutta. Meidän on opittava se. Ja e, se tosi seikka, että ensimmäistä kertaa kulttuurivaliokunta ja teollisuusvaliokunta Euroopan parlamentissa äh, äh, yhdistää voimansa ja vetoaa komissioon, että sillä olisi johdonmukainen strategia kulttuurialan ja luovan alan luovaa alaa varten. Ja mehän emme yleensä ole mitään luonnollisia liittolaisia teollisuusvaliokunta ja kulttuurivaliokunta. Tämä on hyvä alku ja meidän on nähtävä, että meidän on rahoitettava kulttuuriperinnön tukemista uudesta tutkimusohjelmasta. Me haluamme tukea luovaa Eurooppaa niin, että me tue pelkästään elokuvien tuottamista Tämä on se ala, joka työllistää eniten nuoria ihmisiä Euroopassa, ei mikään muu ala. Tämä on se ala, joka tilastollisesti työllistää eniten nuoria verrattuna mihinkään muuhun alaan. Se voisi olla tärkeä tekijä uudelleen teollistamista. Aina katsomme terästeollisuutta ja muuta, mutta jos yhdistää digitaalisen teollisuuden ja luovuuden, se on potentiaalia Euroopalle. Se on tärkeää Euroopalle globaalisti. Saatatte pitää sitä luksustuotteena, mutta ajatelkaapa jotain käsilaukua, joka on tuotettu Pohjois-Italiassa tai Ranskassa. Miksi se on ikoni Kiinassa tai Aasiassa? Koska se on kulutushyödyke? Ei, koska eh, se kuvastaa ei vain tyyliä, vaan eurooppalaisen kulttuurin individualismia, joka tekee siitä niin äh, kiinnostavan. Meidän on ymmärrettävä tämä, mutta meidän on välitettävä sitä. Muuten tämän tyyppinen kokous on, tässä esitämme vähän niin kuin uhrin moraalista ylemmyyttä. Myymme sielumme Googlelle, emme tee mitään tutkimuksen saralla eurooppalaisissa ohjelmissa. Meidän pitää muuttaa tämä asia. Nyt haluamme rahoittaa kulttuuriperinnön tutkimista. Täytyy löytää linkki kulttuurin ja tutkimuksen välillä ja se on oltava näkyvissä kohesiorahastossa. Tämä on se, mitä haluamme oppia. Me ajattelimme yksisuuntaisesti, mutta nyt ajattelemme laajemmin, näemme potentiaali, mutta näemme myös uhkat. Ja olin erittäin iloinen, että eräs tuottaja tänään taisteli sen puolesta, koska emme saa aliarvioida sitä, äh, miten Google ja nämä alustat äh, absorboivat sen ja mitä se tarkoittaa Euroopalle, mutta myös äh, luovuudelle ja luovalle potentiaalille ja monimuotoisuudelle Euroopassa. Kiitoksia. Merci beaucoup pour vos... Kiitos paljon sanoistanne, hyvä kollega. Nyt olen täysin tiukka, olen pahoillani seuraavien puhujien kannalta, mutta me olemme erittäin paljon myöhässä, eli minä aion nyt tässä olla aika tiukka. Teillä on kaksi minuuttia aikaa. Ja minulla on täällä mahdollisuus myös sulkea mikrofoni. Seuraavaksi Luigi Morgano, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat, hyvät vieraat. Paljon onkin jo sanottu, minäpä keskityn nyt vain siihen, miksi on erittäin tärkeää ylläpitää ja arvostaa eh, kulttuuriperintöä Euroopassa. Ja eh, luova ja kulttuuriala ovat sen il, Mentymä. Meidän täytyy ylläpitää arvostaa sitä, koska Eurooppa, joka luo, luo arvoa ja luo, ilmaisee sieluaan. Ja siksi on tärkeää ylläpitää ja arvostaa Euroopan kulttuuriperintöä, koska se on hedelmällinen maaperä, jossa kasvavat luovuus, inspiraatio e, ja mielikuvitus. Ja tämä on Euroopan luovan ja kulttuuriteollisuuden vahvuus. Se on silta e, taiteen, kulttuurin, toimin, taloudellisen toiminnan ja teknologian välillä. E, mitä minä voin nopeasti nyt vielä lisätä tähän keskusteluun? Euroopan on laadittava todellinen johdonmukainen ja pitkäaikainen luova ja kulttuurialan strategia, joka ottaa huomioon tämän hetken olosuhteet. Esimerkiksi pitäisi olla pääsy luottoon ja myöskin tämä arvokuilu. On tärkeää siis torjua väärennöksiä ja piraattituotteita ja antaa Euroopan unionille modernit teollisia tekijänoikeuksia suojaavat säädökset. Tämä on mahdollista, koska meillä on uudet äh, rahoituspuitteet vuosille 2020-2027 ja uusia ohjelmia, esimerkiksi Luova Eurooppa-ohjelma ja myöskin äh, Horisontti Eurooppa-ohjelma. Niiden käsittely alkoi juuri näinä päivinä Euroopan parlamentissa. On siis useita mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää. Kulttuurilta vaaditaan hyvin paljon, kovasti korostetaan kulttuuriperintöä Meillä on esimerkiksi tällainen sisäinen ohjelma, osallistava ja turvallinen yhteiskunta, joka mm, liittyy yhdeksänteen puiteohjelmaan. Sillä on kuitenkin annettava tarpeeksi määrärahoja. On edistettävä uudenlaisia tekniikkaa ja uudenlaisia ilmaisutapoja. Ajattelen tässä esimerkiksi holografiaa ja esineiden internettiä. Tarvitaan siis Eurooppaa, joka on osallistavampi ja turvallisempi, mutta myös koulutetumpi ja luovampi. Toivon, että olemme nyt uuden radikaalin lähestymistavan alussa ja se voi olla erittäin merkittävä tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Une Europe inclusive. Kiitos. Inklusiivinen luova Eurooppa, se on todella ajan henki. Ne ovat myös kauniita sanoja, mutta ei riitä, että puhuu, pitää myös ryhtyä toimeen. Seuraavaksi Francisco Mianmon. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Eh, Euroopan... Ah, Eurooppa on suuri taiteellinen ja kulttuurillinen potentiaali. Euroopan kulttuuri ja historia on ollut erittäin dynaamista. Jo keskiajasta on tullut erilaisia taiteilijoita, ajattelutapoja, tekniikkaa, eli näiden, näiden väliset suhteet tulivat jo roomalaisilta, kristianismi, kristinusko oli tärkeä, ja myös kaikki Itä-Euroopasta tulleet vaikuttavat on, on, on synnyttänyt erilaisia ajattelutapoja tai suuntauksia. Meillä on hyvin dynaaminen kulttuuri, sivilisaatio, mutta nyt olemme hypänneet yli kansallisten rajojen yli ja nyt on tullut muita eurooppalaisia tyylejä, jotka ovat hyvin homogeenisia, jotka eivät... se mutta mehän pitää ajatella myös, miten Unesco on ollut Euroopassa. Kun me puhumme nyt taloudesta, minä haluan puhua kuinka tärkeää että tämä kulttuuriperintö rikana on, jos ajattelemme erilaisista eri näkökulmista. Ensinnäkin meidän täytyy ajatella Tämä on turistis, turisteille erittäin mielenkiintoinen Euroopassa, erityisesti Etelä-Euroopassa. Meillä on matkailua, joka on erittäin tärkeä kasvutekijä. Minä haluan myös kertoa, kuinka paljon historiallinen perintö on. Se on tärkeää, kun puhutaan maaseudusta. Haluamme, eri, kun puhutaan eh, linnojen tai luostareiden entisöimisestä, se voi tarkoittaa sitä, että siitä tulee tärkeä taloudellinen tekijä. Ja tämä myös edellyttää ammattipätevyyttä, tietotaitoa, niin kuin erilaiset restaurointityöt rakennuksissa. Näin ollen meillä on paljon potentiaalia luoda työpaikkoja. Tämän lisäksi puhumme digitalisoinnista, sillä se on suuri potentiaali, kun puhutaan perinnön säilyttämisestä ja uudistamisesta ja säilyttämisestä. Näin, ja myös haluan korostaa Kulttuuriperintö oma erittäin merkityksen, kun puhumme luomisesta ja ja Euroopan identiteetin säilyttämisestä. Säilyttämisestä se on tärkeää näinä populismin aikoina. Eurooppalainen perintö voi olla myös luja side silloin muihin tahoihin ja tämä on tätä täytyy tuoda hyvin vahvasti esille. Minä uskon, että EUlla pitää toimia, en e pitää toimientelin kanssa toimia siten, että tämä kulttuuriperintö säilyy. Uskon, että ei tässä ole kyse vain kansalaisjärjestöistä, kunnan hallitusta eri tasoista. Minä haluaisin, että eurooppalaiset toimielimet myös olisivat tässä ohjelmassa mukana, kun on kyse toimintaohjelmasta, joka tulee viemään lopun tämän vuoden lopun mennessä. Voitaisiin kysyä, että miksi ei saataisi aivan erityisrahoitusta tälle, koska Mm, enemmän näkyvyyttä. Se on välttämätöntä, jotta eurooppalaiset toimia, niin me tajusivat, tajusivat, kuinka tärkeää tämä kulttuuriperintö on. Kiitos paljon siitä, että noudatitte teille annettua puheaikaa. Te kohden sitten sen erittäin hyvin matkailuun, historialliseen matkailuun. Seuraavaksi edustaja Tapardel, kaksi minuuttia. Kiitoksia Haluan hyöntyä siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, että puhun täällä äh, täysistuntokorokkeella, niin puhun äh, romaniaa niin, että kuullaan romaniaa täällä ähm, ja voin välittää äh, romanian kulttuuria täällä. Yhdessä Mila Monin johdan kanssa tätä interryhmä, joka käsittelee matkailua ja kulttuuriperintöä, ja se on täällä Euroopan parlamentissa vahva toimivuus, koska yli 140 meppiä on siinä mukana kaikista poliittisista ryhmistä ja poliittisista puolueista. Ja neljän vuoden aikana olen halunnut edistää kulttuurimatkailua yhteydessä kulttuuriperintöön läheisessä yhteydessä, koska meillä ei voi olla eurooppalaista matkailua ilman, että edistämme kaikkia kulttuurin arvoja joita jäsenvaltiot tarjoavat, ja tämä on meidän tehtävämme meidän on tehtävämme kiinnittää jäsenvaltioiden huomio siihen, että täytyy olla integroitu visio ja näkemys eurooppalaisten hankkeiden edistämisestä matkailun ja kulttuuriperinnön alalla ja sille on tietenkin annettava myös riittävä rahoitus. Meillä on erittäin rikas eurooppalainen kulttuuriperintö ja se liittyy tietenkin eurooppalaisen identiteettiimme. Erittäin tärkeää on se, että matkailu tuo hyvin paljon Euroopan talouteen puhumme hyvin paljon kuitenkin siitä, että meillä on jollain alueella liikaa matkailua. Meillä on ratkaisu tähänkin, koska Euroopan unionissa on alueita, joissa on hyvin paljon kulttuuriperintöä ja matkailupotentiaalia, jotka ovat kaukana näitä tunnetuista turistikohteista, Milano, Pariisi, Venetsia, Barcelona. Ja meidän pitäisi nyt rohkaista eurooppalaisia matkailijoita ja matkailijoita, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta vierailemaan näillä erittäin kiinnostavilla kiinnostavilla alueilla. Ja sitten eräs asia, johon halusin vielä kiinnittää huomiota. Valitettavasti matkailu ja kulttuuriperintö ovat toissijaisuusperiaatteen alaisia, eli ne ovat jäsenvaltioiden tehtävä. Tämä ei auta meitä, koska matkailu ja Euroopan kulttuuriperintö tuovat niin paljon Euroopan unionille. Siksi on meidän velvollisuutemme järjestämällä tällaisia tapahtumia ja edistämällä niitä Euroopan budjettista. Meidän pitäisi siis tukea tällaisia hankkeita. Uskon, että onnistumme tästä, koska meillä on matkailusta ja liikenteestä vastaava puheenjohtaja täällä, samoin kollegoita liikenne- ja matkailuvaliokunnasta. Puhuin hyvin paljon, mutta on niin paljon sanottavaa Euroopan kulttuuriperinnöstä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitokset, hyvä Tapardel. Matkailu ja kulttuuriperintö ei kuulu pelkästään maiden arteille, vaan se kuuluu Euroopan politiikkaan ja sillä pitää olla myös riittävästi rahoitusta. Ja sitten Soidrova, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että olette täällä paikalla ja voimme sitten jakaa kokemuksiamme. Olen kulttuurivaliokunnasta. Mm, se on aloittanut eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden uuden ohjelman Euroopan solidaarisuusjoukoista 2020 vuoden jälkeen kun kyse on vapaaehtoistoista. Kulttuuripuolella se on tärkeä segmentti koko ohjelmaa. On mahdollisuus nyt saada nuoria mukaan tähän työhön ja rohkaista heitä osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin. Euroopan solidaarisuusjoukot pohjautuu kahteen työhön, vapaaehtoisuuteen ja työiden, työpaikkojen luomiseen. Meillä on eurooppalainen vapaaehtoisuus, vapaaehtoispalvelun muoto ja odottelemme, että siitä tulisi menestystarina uusia ympäristöjä ja kokemuksia ja mahdollisuuksia on tarjolla Euroopassa, eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Näin minä toivon, että ohjelmaa hallinnollisesti yksinkertaistettaisiin, koska olisi tarpeen saada se paremmin saataville. Olen iloinen eurooppalaisesta kulttuurin teemavuodesta, joka kohdistaa huomiota erityisesti nuoriin uskon, että koko maan osa hyötyy tästä. Minä haluaisin Paavi Johannes Paavali toisen sanoihin nyt viitata, kun eh, rautaesirippu oli romahtanut. Euroopan on etsittävä uudelleen omaa identiteettiään poliittisten järjestelmien ja sotilaallisten järjestelmien ulkopuolelta. Eurooppa etsii itseään kulttuurin maan osana ja sitä kahden vuosituhannen kristillinen perinne muokkaa nyt nykyisellään tällaiset syvälliset ajatukset vaikuttavat olevan oikein ajankohtaisia monessakin mielessä, kun meillä on toivoa. Eurooppaa voidaan saada taas uudelleen henkiin. Kauneus voi meitä auttaa, niin kuin Fyodor Dostojevski kerran sanoi. Eli kauneus voi meidät yhdistää taas uudelleen meidän kulttuurisessa monimuotoisuudessamme. Monet, monia monia eri toimia on otettu käyttöön Euroopan kulttuuriperinnön teema vuonna ja mainitsisin muutaman niistä ja toivoisin, että osallistuisitte tähän syyskuun, kahdes, syyskuussa järjestettävään tilante, tilaisuuteen Tsekin tasavallassa. Siellä järjestetään esittely ja se on siis Tsekin tasavallassa, Puolassa, Slovakiassa ja Unkarissa kiertävänä näytelynä kyse on keski-eurooppalaisesta todellisesta hankkeesta ja siellä järjestetään, siitä, sen yhteydessä järjestetään Kromeritsin kaupungissa, omassa kaupungissa, niin myös konferenssi. Ja toivon, että tämän tyyppiset hankkeet voisivat houkutella nuoria ihmisiä, mutta myös muutenkin Eurooppa muokkaamaan itseään uudelleen kulttuurisena maan osana sillä tavalla kuin Paavi Johannes Paavali sanoi. Minä tahtoisin vielä lopuun vahvuuksia. tässä Jean-Michel Jarin ja myös kollegamme Mihaileanun toiveeseen vastata. Me nimittäin haluamme, meiltä on pyydetty tekijänoikeuksien suojaa ja puolustamista. Ja uskon, että meidän tietenkin täytyy niitä tukea ja puoltaa, kun kyse on taiteilijoiden, kirjailijoiden, toimittajien, tekijänoikeuksista. Me todellakin puollamme heidän oikeuksiaan niin kuin lainsäädännössä aina meidän täytyy pyrkiä löytämään tasapainoa vapauden, verkon vapauden ja ilmaisun vapauden ja sitten tietysti myös tekijänoikeuksien välille. Meidän tehtävämme todellakin on löytää tällainen tasa-arvo sekä tekijänoikeuksien että verkovapauden ja uskon, että löydämme tällaisen vapauden varmastikin. Kiitokset. Et nous continuons. Kiitos, edustaja Soidrova. Guillaume Kintz. Mm, mm, Louvre-museon perintö, perinnön konservaattori. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kaksi minuuttia teille, olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Minä puhun teidän edessänne kahdella. Edustan kahta paikkaa. Minä olen siis konservaattorien Louvre-museossa ja yksityisesti myöskin, koska minun perhe Minun perheeni edustaa että Minä, me tulemme linnasta Sharan Maritin alueella. Me olemme muuttaneet sen tietynlaisiksi laboratorioksi, jossa tutkimme kulttuuriperinnön haasteita. Ja tämä kaksoisrooli antaa minulle erittäin hyvän tilaisuuden. Minulla on yksi jalka kansainvälisellä sektorilla ja toinen jalka kotimaisella sektorilla, koska me silloin minä tajun hyvin, mitkä ovat perinnön panokset. Minä haluan käyttää puheenvuoron. Halusin puhua tässä edellisessä paneelissa jo, mutta mielestäni se olisi ollut ehkä liian mukavaa minulle suhteessa siihen, mitä mitä haluan sanoa, kun me haluamme puolustaa ylläpitää kulttuuriperintöä. Tämä on todella hyvä, hyvä Tämä, tämä on alue, joka ei toimi enää uudestaan yksin, se pitää uudellaan keksiä, se lähiympäristö pitää taiteellisesti ympäristö luoda uudestaan. Minä palaan tähän vielä uudestaan. Tämä kuuluu siis tähän kolmannen paneelin teemaan. Minä halusin myös puhua tästä yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä. Ensinnä innovaatio, innovaatio, joka ei saa olla liian pientä eikä vain teknologista. Meidän pitää lähestyä sitä eri tavalla, ei ainoastaan omien sääntöjemme mukaan. Meidän täytyy myös kytkeä kansalainen mukaan tähän, että se tuntisi olevansa osana tätä, mikä on perintöä, onko se myös vain menneisyyttä, se on myös nykyisyyttä, se ei ole vaan joku kuollut asia, mennyt asia, vaan se on jatkuvuutta nykypäivällä ja tulevaisuudelle. Mutta on käynyt niin, että minä olen laatimassa näyttelyä El Grecosta Pariisin suurpalatsiin ja El Grecon tietysti menneisyyden palatsiin, mutta kyllähän on hyvin eurooppalainen. Hän syntyi Kreetalla, sitten asui Venetsiassa ja Roomassa ja asettautui Espanjaan, koska hän haki työtä. El Greco oli myös tuolloin maahanmuuttaja. Ja vielä taloudesta meidän pitää se keksiä uudestaan. Minä nyt siirryn tästä linnan, linnasta siihen, että se oli joskus talouden keskus. Meidän pitää löytää uusia taloudellisia realiteetteja. Linna oli yhteiskunnallinen realiteetti. Sille pitää antaa uusi yhteiskunnallinen hyödyllisyys demokratian myötä. Minä korostan yhteiskunnallista puolta, kun minä lasken kaikki, mitä tästä voidaan hyötyä, niin ei ole kyse vain 2,5 työpaikasta, jotka luomme suoraan ja 15-20 epäsuorasti, vaan minä ajattelen myös muistot, halut, toiveet, kaikki, mitkä tästä syntyvät yleisölle. Kaikki tämä on avointa ja koko maailmassa tällä tavalla me voimme luoda taiteilijaresidenssiä eikä mitään Äh, bed and breakfast-huoneita. Me, me, äh, me kulutamme 100 euroa, että me järjestämme brittiläis-ranskalaisen festivaalin. Ei siinä ole kyse mistään yksinkertaisesti valinnasta, on kyse siitä riski, riskivalinnasta, mutta se on erittäin innovoiva. Ja innovaatiosta meidän pitää tänä päivänä puhua. Tämä innovaatio on eroa siitä, mikä on kannattavaa tai kestävää, mutta jos meillä on kulttuuriperintöä, meidän pitää valita ainoastaan vain tämä kestävä valinta. Kyllä, kyllä, pitää uudestaan keksiä. Kiertotalous, vaihtotalous ja solidaarinen talous pitää uudellaan keksiä, koska panokset eivät ole vain kulttuuripelintö. Poliittiset panokset ovat integraatio. Meidän pitää ymmärtää ja tajuta lähiympäristöä, identiteettiä. Meidän pitää olla aseet voidaksemme integroitua. Meidän on kyse myös siitä, että e, meillä, meidän pitää löydä toimintaa myös, ei ainoastaan yhteiskunnassa, koko, koko, koko maassa – meidän pitää ajatella, että kulttuuri on nimenomaan yhteiskunnan ilmaus. Kun joka puhuu kulttuurista, eikä hyvä, kuka ei hyväksy kulttuuria, heikentää yhteiskuntaa. Haluan kääntää päälailleen yleisen ajattelun, kun sanotaan, että pitää saada enemmän kulttuuria elämään, saada enemmän elämää kulttuuriin. Koska itse asiassa yhteiskunta ei tuota kulttuuria, vaan kulttuuri sunnuttaa yhteiskuntia. Jos me lähdemme mu- muuttamaan yhteiskuntia, niin se on meidän kunnianhimoinen tavoitteemme. Kiitos. Merci beaucoup pour vos propos. Kiitos paljon teidän sanoistanne. Voidaanko ottaa tekijänoikeuden tähän erittäin kauniiseen lauseeseen enemmän elämää kulttuuriin? Saanko siihen oikeuden? No, hyvä, kiitos. No niin, kiitos vielä kerran teidän esityksestänne ja tämä kun pitää uudestaan keksiä talous. Se on siten, että voimme saada demokratian elämään uudestaan kiertotalouden myötä. Puhutaan kiertotaloudesta, kestävästä taloudesta, vaihtotaloudesta, mutta kaikki se löytyy tuolta takaa, sanojen takaa. Seuraavaksi herra Dimitrios Pantermalis, Makropolis-museon johtaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. <coughs> Thank you very much, Miss Kiitokset puheenjohtaja. Akropoliksen museon innovaatiot liittyvät museon taloudelliseen kasvuun, mutta myös tuohon Ateenan kaupunkiin ja paikallisalueeseen ylipäätään alusta asti. Museon muotoilu ja, val- ja uudistaminen on tähtänyt siihen, että mahdollisimman paljon vieraita sinne saadaan museossa on erinäisiä innovatiivisia hankkeita ja sitä on vielä lopuksi ja saatu museon virkailijat ja työntekijät innokkaasti mukaan tähän ja näin tuon alueen mikrotaloudellinen tilanne on hyötynyt kovasti museosta. Kauppaa käydään enemmän, myös ravintola- ja hotelliala on tästä hyötynyt. Vaikka onkin talouskriisi ollut ja on Kreikassa, niin se silti 1,5 miljoonaa vierailijaa saa nyt museoon ja se on tuonut Ateenasta myös kansainvälisten matkailijoiden kannalta kiinnostavamman paikan. Museo on, on itse asiassa nyt omavarainen e, sen operatiivisiin kustannuksiin ja palkkoihin ei enää tarvita tukia ja tämä on kulttuuriperinnön kannalta uusi merkittävä tilanne. Kiitos paljon teille esityksestänne. Harri Vervajen, Europeana säätiöstä. Annan teille puheenvuoron kahdeksi minuutiksi, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Kiitos, että eh, minut upgradeattiin tänne tällaista taloudessa olemme tänä päivänä. Haluaisin puhua muutaman sanan digitaalisen muutoksen taloudellisesta merkityksestä mm, Euroopan tulevaisuudessa. Kymmenen vuotta sitten Euroopan unioni teki hyvin rohkean ja valistuneen päätöksen. Se päätti, että meidän kulttuuriperintömme oli liian tärkeä, jotta se voitaisiin jättää pelkästään markkinavoimien päätet päätettäväksi, miten ja milloin kulttuuriperintöä tarjottaisiin kansalaisillemme. Ja siitä syntyi Europeana. Kymmenen vuotta myöhemmin tänä päivänä meillä on alusta, jossa eh, melkein 4000 kirjastoa, museoa ja arkistoa tarjoaa eh, noin 50 miljoonaa teosta kokoelmistaan eh, standardisoidussa muodossa niin, että tutkijat, äh, luovat ihmiset ja kiinnostuneet kansalaiset voivat käyttää niitä. Europeanasta ei tullut uusi Google. Se on enemmän kuin sitä. Se on kukoistava verkosto, äh, jossa keskukset ja äh, ammatti-ihmiset jakavat tietotaitoaan ja avoimia standardeja, ratkaisevat yhteisiä ongelmia ja kehittävät uusia standardeja niin, että muut voivat oppia ja kehittää luovia tuotteita tuotteita. Tämä oli uusi tapa. Eurooppa ei kopioinut vanhoja ajatuksia. Se ajatteli muuttavansa ajattelutapaa ja tämä on todellinen Euroopan voimavara, kun se perustuu arvoille ja toimille. Meidän pitäisi onnitella Euroopan unionia siitä, että eurooppalaista mallista on tullut vientituote kulttuurialalla. Sitä on kopioitu Yhdysvaltoissa ja Intiassa, Japanissa ja Brasiliassa. Miksi näin on? Se ei sulje ulkopuolelle yksityistä tai liiketoimintaa päin vastoin. Se kunnioittaa täysin tekijänoikeuksia, mutta sen ytimessä on taloudellinen malli, joka edistää muutosta alan sisältä päin. Tästä on kyse. On kyse pitkän aikavälin syvästä investoinnista muutokseen. No, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jos katsotaan taloutta? Olen kuullut paljon lukuja tänään. Minä teen nopean johtopäätöksen. Me käytämme alle prosentin BKTstamme alaan, joka kuitenkin tuo BKTlle yli 4,5 prosenttia – No, tämä on hyvin mielenkiintoinen laskelma. Tällainen tuotto investoinnille on sellainen kuin monet yritykset toivoisivat. Kulttuurin kultakaivas ei ole pelkästään tämä hyöty, joka syntyy matkailulle ja muulle, vaan se näkyy identiteetissä, hyvinvoinnissa ja käytöksen muutoksessa. Äh, kulttuuri 3.0 sanottiin täällä. Ja tällainen äh, hyöty voidaan saada aikaan ainoastaan ympäristöissä, jotka ovat osallistavia ja mahdollistavat ihmisten osallistumisen. Mitä sitten tapahtuu, jos emme toimi näin? Me tiedämme, että radikaalit uudet teknologiat, kuten keinoäly, ovat jo läpimurtovaiheessa, elleivät sitten ole jo käytössä. Jos haluamme ylläpitää kilpailuetumme kulttuuriperinnössä, niin meidän pitää jatkossakin sitoutua ja investoida, ja muuten meistä tulee piilaakson siirtomaita. Kiitoksia. Puh! Kiitos paljon tästä esityksestä ja välittömästi annan puheenvuoron herra Simon Littlelle. Te olette Interactive Software Federation of Europe johtaja. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Thank you. Kiitokset, hyvä Deli. Videopelit ovat kulttuuriperintömme uusi tulokas, mutta se kuitenkin on inspiroinut muutakin kulttuurialaa. Euroopan unionissa on miljoonia pelaajia ja jotka osallistuvat tähän pelikulttuuriin. tulkoon 50 prosenttia Euroopan väestöstä pelaa eh, videopeloja, pelejä, tarkoituksissa koulutukseen, rentoutumiseen tai joskus myös muodollisempana terapian muotona. Silloin tällöin videopelin valmistaminen on hyvin monimutkaista. Kyse on ohjelmistokoodista, joita valmistavat hyvin kyvykkäät ja luovat eh, koulutetut ihmiset. Peli on muutakin kuin pelkästään ohjelmisto. Siinä on visu- visuaalisia tekijöitä, äänielementtejä ja monissa tapauksissa myös erittäin pitkälle kehitetty narratiivi. Hyvin monimutkainen tekijänoikeuksiin perustuva teos on kyseessä ja näin tässä mukana on sekä teknologinen että taiteellinen puoli ja näin saadaan sitten interaktiivinen luova kokemus aikaiseksi. Videopelit voivat viedä ikään kuin kulttuurisen perinnön toiselle tasolle ja näin perinteinen lineaarinen autoritaarinen viestintämuoto voi tällä korvaantua ja tuoda yhteistä identiteettiä lähemmäs ja kulttuuriperintöä lähemmäs. Ja haluaisin kertoa teille tämän päivän konferenssissa yhdestä kahdesta esimerkistä, jos ajattelemme tuota 11.11 11 Memories Retold peliä. Se on ranskalaisen kehittäjän Dixit Artin tuottama ja yhdistyneestä kuningaskunnasta Arman Animations on sen julkaissut. Ja tässä on kyse taiteellisesta tyylistä, joka on oikeastaan interaktiivista taidetta. Kyse on ensimmäisestä maailmansodasta, joukkohautojen kokemuksista ja tunteista. Europeana kokeilmissa tämä on mukana ja se on tarkaste, sen historiallinen uskottavuus on tarkastettu. Toivon, että äh, tämän pelin kautta monet muutkin voivat sitten äh, oppia. Ja perin kautta voi ilmaista itseään. Se on ilma, itsensä ilmaiseminen ja leikin kautta itsensä ilmaiseminen on yhtä vanha kuin ihmiskuntakin. Eli äh, le, pelit ja leikit eivät kuulu ainoastaan ä, lapsuuteen, vaan te, suosittelen teille kaikille pelien maailmankaikkeuteen sula, sulahtavista. Girard, vous êtes le... Kiitos paljon. Sen jälkeen Luigi Fusco Girard, Click Project puheenjohtaja, tervetuloa parlamenttiin ja kaksi minuuttia teillekin. Eh, grazie, presidente. Ehm, eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen tämän hankkeen, eh, horisonttihankkeen koordinoija. Se on komission rahoittama tämä ongelma meidän pää, kulttuuripääomamme hyödyntämistä ja paikallinen kehitys. Mikä kehitys meitä kiinnostaa? Erityisesti se, mikä liittyy matkailuun, mahdollisesti kestävään matkailuun ja kulttuurimatkailuun. Meitä kiinnostavat hankkeet, jotka liittyvät luovaan toimintaan ja meitä kiinnostavat kaikki alueellisen kehityksen kysymykset, jotka edistävät paikallista hyvinvointia, mutta meitä kiinnostaa erityisesti se, että voimme panostaa siihen, mikä on todellinen panos tässä pelissä, nimittäin kaupunkiemme inhimillistäminen. Tämä löytyy jo YK on uudesta urbanista agendasta ja sen 27 artiklasta tämä inhimillisyyden väheneminen valitettavasti kasvamaan päin alueillamme. Miten pystymme eh, toteuttamaan tämän vahvistamalla, regeneroimalla eh, yhteiskuntiemme infrastruktuuria, eh, vahvistamalla kulttuuria, kulttuurillista muistia ja muistoa. Eli emme halua pelkästään tuottaa taloudellista rikkautta, vaan myös symbolista, henkistä, kulttuurillista rikkautta. Ja Click-hankkeessa olemme tunnistaneet kolme peruskysymystä, niin kutsuttu kiertotalous ja synergiatalous, yhteistyötalous, jakamistalous. Ja sitten kierto, talous, kaupunki ja tämä yhdistettynä kulttuuriperintö. Näitä ei ole koskaan äh, aikaisemmin yhdistetty. Haluamme luoda uusia liiketoiminta-, rahoitus- ja hallinnointimalleja, joiden avulla voidaan äh, luoda vastavuoroista äh, ja kiertävää hyötyä yksityisille toimijoille, omistajille, julkisille toimijoille ja paikallisyhteisölle. Meillä on ongelma. Olemme hyvin usein täällä nostaneet esiin paikallisyhteisön. Tämä paikallisyhteisö on kuitenkin yhä useammin sirpaloitunut, jakautunut pieniin osiin johtuen kasvavasta itsekkyydestä. Tämä näkyy järjestöistä, puolueissa, myös ammattiyhdistyksissä. Me yritämme vähentää tätä heikkoutta. Valitettavasti liian usein yksityinen etu voittaa yhteisen yleisön sen edun. Ja tämä on suuri riski. Tämä voi aiheuttaa sisäisen kriisin. Se on vaarallinen kriisi, koska se tulee sisältä päin. Se tarkoittaa, että yhteiskunnalla ei ole enää suuntaa eikä merkitystä. Meidän täytyy siis yhdistää se, että katsomme, mitä alue- ja paikallishallinnot tarvitsevat, yhdistää se kulttuuriperintöön ja kehitykseen, mutta tärkeää on myös elvyttää ähm, kansallinen, äh, kansalaisvastuu. Kansalaisvastuu on toinen asia, jota nostetaan aina esiin. Ja toivomme, että seuraavan kahden vuoden aikana pystymme tämän tutkimuksen saattamaan päätökseen. Kiitoksia. je tiens... Kiitos teille, hyvät naiset, hyvät herrat. Meillä on ollut todellinen aivan poikkeuksellinen paneeli meidän edustajillemme. Voitte antaa uploadit, koska heidän esityksensä olivat erittäin korkealaatuisia. Me kuulimme eri, eri kieliä, eri museoista, eri taholta ai, huippuesityksiä. Akropolin museo, Louvre-museo. Meillä on hankkeita, joita käynnistetään. kollegat tekevät työtä kulttuuritavoitteiden eteen. Meillä on taiteilijoita, jotka ovat kanssamme. Iskusana on erittäin selkeä. Ilman kulttuuria ei voi tehdä mitään. Ilman kulttuuria emme voi elää tunteittemme kanssa. Ilman kulttuuria emme voi elää vapauksiemme kanssa. Ilman kulttuuria emme voi puolustaa arvojamme nimenomaan se, jota me olemme aina puolustaneet demokratiaa. Kiitos paljon ja nyt otan vastaan parlamentin puhemien vastaan. Puhemies Tajani, kiitos. Sit down, please. Chair, Petra. Petra. Salamankan yliopiston rehtori on suuri ilo ja kunnia saada teidät kutsua Euroopan parlamenttiin tänä vuonna. On kulunut 800 vuotta siitä, kun Salamankan yliopisto perustettiin yksi Euroopan ja maailman vanhimmista yliopistoista. Ja tässä yhteydessä johtamanne yliopisto on päättänyt kultamitalin myöntää Euroopan parlamentille. Ja tässä yhteydessä huomauttaisin, että meidän yhteisen kulttuurisen perintömme rikkaus on pohjautunut eurooppalaisiin yliopistoihin vuosisatojen ajan. Ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Ilman tällaista intellektuaalia jälkeä meidän Euroopan unionimme ei olisi ollut mahdollinen. Ja siitä syystä on suuri etuoikeus nyt saada ottaa tämä suosionosoitus vastaan Euroopan kulttuurisen perinnön konferenssin yhteydessä. Ja näin annan puheenvuoron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 Merci. Señor Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, arvoisat eh, Euroopan kansan edustajat, Euroopan parlamentin jäsenet. Eh, täällä on eri kulttuurien edustajat, hyvät ystävät, miehet ja nais, naiset ja miehet. Minulla on ollut kunnia antaa nykyisen Euroopan parlamentin puhuen miehelle Salamankan yliopiston kultamitali koska me haluamme sanoa, kuinka paljon me arvostamme sitä, mitä tämä parlamentti on tehnyt. Kiitos siitä, miten te olette vaikuttaneet demokratian ja vapauteen Euroopassa. Salamarkan yliopisto on ensimmäinen korkean tason yliopisto ja laitos, joka on saanut yliopiston nimen vuonna 1218. Sen tarkoituksena oli antaa opetusta kaikille. Alfonso 9 perusti sen ja silloin ensimmäistä kertaa kokoontui myös parlamentti, joka antoi kansalaisille oikeuden osallistua johdattua päätöksiin, jotka koskettivat niitä, eli demokratia ja yliopisto, ne kuuluvat parhaisiin eurooppalaisiin perinteisiin. Euroopan Salmankan yliopistolla on tämä kutsumus yhä vielä. Se perustuu sen alkuperään, sen syntyaikoin, vakuutukseen. Meidän opettajamme matkustivat ja tuolin ja saivat ja, ja antoivat luentoja koko mantereella ja siitähän on ehkä peräisin ja syntynyt nykyinen Erasmus-ohjelma, koska me olemme yksi yliopistoista, joka on lähettänyt eniten yliopi- yli- opiskelijoita Euroopan maihin. Minä haluan myös muistuttaa teille, että miten me identifioimme kaikki nämä arvot ja periaatteet, jotka, me yhdi- jotka yhdistävät meitä ihmisarvo, perusoikeudet, Meille myös Salamankan opettajille nämä ovat tärkeitä. Euroopan pitää suojella järkevällä tavalla sen kokonaisuutta, sen integriteettiä järkevin ratkaisun, jos jossa otetaan huomioon sen edustajat. Meillä on kulttuuriperintö, se voi auttaa tässä hankkeessa. Meidän täytyy aina muistaa, että kulttuuriperintö on kokonaisuus, jossa on erilaisia ideoita ja merkityksiä, muuten niin kuin yliopisto. Se on myös lähde erilaisille tunteille, jotka yhdistävät yhdistävät meitä koko maailmassa. Eurooppa tulee jatkuvasti olemaan myös se, mitä se on aina ollut. Silloin kun meidän henkemme pystyy kokemaan liikutuksia, elämään uudestaan sitä, mitä me olemme, olemme olleet. Me haluamme olla parempia ihmisiä rauhassa ja solidaarisuudessa. Euroopan parlamentti edustaa parasta Eurooppaa ja sen parhaimpia arvoja. Sen takia tämä mitali, arvoisa puhemies, joka on myönnetty miehille ja naisille, jotka tekevät työtä Euroopan hyväksi, joka olisi yhtenäisempi. Tästä parlamentista se lähtee, koska täällä puolustetaan keskeisiä arvoja ja periaatteita meidän edistyksellemme teidän johtajillenne, teidän johtajuudelle, koska kun te pystytte viemään eteenpäin kansoja sopuun, rauhaan ja, ja viestintään, kommunikaation. Kiitos teille kaikille siitä, mitä te olette tehneet, arvoisa puhemies. siamo arrivati alla fase conclusiva di questa... Nyt olemme tulleet tämän tärkeän päivän päätökseen, jossa Euroopan parlamentti on ottanut mukaan ihmisiä, järjestöjä, kulttuurijärjestöjä hyvin eri aloilta ja on yrittänyt välittää erittäin voimakkaan viestin eh, eurooppalaisen identiteetin ja kulttuurin puolesta. Vaikka se onkin monimuotoinen, niin se on Euroopan kulttuuri eurooppalaista kulttuuria. Annan nyt puheenvuoron Petra Kammerevertille, joka on kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja ja sitten päätämme tämän kokouksen. Ja, Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Omaltakin osaltani haluaisin sydämellisesti kiittää ylio- Salamankan yliopiston edustajaa siitä, että he joka päivä työssään edistävät eurooppalaista integraatioprojektia demokratian ja ihmisoikeuksien nimissä ja välittävät tätä nuorille ihmisille. Tämä on hienoa työtä ja siitä sydämelliset kiitokset. Näin pitkän ja sisällöllisesti rikkaan iltapäivän jälkeen tämänpäiväinen konferenssi äh, on päättymässä, enkä on nyt pitää mitään äh, pitkää puhetta, enkä äh, tohdi tehdä yhteenvetoa niistä monenlaisista vaikutelmista, joita olemme tänä iltapäivänä saaneet. Uskon, että 44 korkeatasoista puhujaa, se on todellinen ennätys melkeinpä ja puhuu puolestaan. Tämä päivä on kuitenkin vahvistanut yhtä niin nimittäin että eurooppalaisesti, eurooppalaisuus ei ole pelkästään retorinen kokeilu, vaan sitä voidaan myös täyttää elämällä, erityisesti kun käymme tällaista avointa vuoropuhelua eurooppalaisen yhteistyön hengessä. Siksi olen luottavainen sen suhteen, että Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi tulee tänä vuonna, mutta myös vuoden 2018 jälkeen toimimaan majakkana. Nimittäin se tulee lisäämään tietoisuutta Euroopan kulttuurillisesta rikkaudesta ja siitä syntyvästä potentiaalista. Euroopan parlamentti tulee jatkossakin tekemään kaikkeensa edistääkseen kulttuuriperintöä erityisesti sitä kautta, että kulttuurivaliokunta järjestää 19. ja 20. marraskuuta yhteiskokouksen kaikkien EU-jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Tuossa kokouksessa keskitytään kulttuuriperinnön vaikutukseen eurooppalaiseen identiteettiin ja myöskin siitä, siihen, miten voidaan varmistaa kulttuuriperintöteemavuoden hyötyjen jatkuvuus tulevina vuosina. Kuitenkin tärkeämpää kuin kaikki poliittiset aloitteet on yleisyödyllisten järjestöjen osallistuminen, järjestöjen ja yksilöiden toiminta – Eh, ihmisten, jotka edistävät kulttuuria ja kulttuuriperintöä, joille tämä on sydämen asia. Heitä haluaisin tässä kohdin sydämellisesti eh, kiittää. Uskon, että meillä oli tänään oikein hyvä konferenssi. Kiitoksia siitä. No tenemos la interpretación en todas las lenguas. Meillä meillä ei ole ehkä enää tulkkausta kaikilla kielillä, joten ehkä meidän täytyy pyhä englanniksi tai saksaksi, espanja, kreikka, suomi ja ruotsi. Nämä kielet vielä toimivat. Seuraava puhuja on Samarcis Markovic, Euroopan neuvoston pääjohtaja. Thank you, Your Excellency. Kiitokset, hyvä puhemies Tajani, hyvät naiset ja herrat. Minä tahtoisin aloittaa lyhyellä kertomuksella kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja jo mainitsikin, miten merkittävää on saada yhteisöt ja yksilöt sitoutettua tähän työhön. Minä aloittaisin nyt Marsein kaupungin pohjoisesta kaupunginosasta. Se on työläisalue ja monet, monet monella muullakin alueella teollisuudessa on oltu työssä ja, töissä ja teollisuus on sitten hävinnyt ja paikalle on jäänyt korkea rikollisuustaso, työttömyystaso, huumeita on ja paljon muitakin ongelmia. Vuonna 2000-luvun aluksi asukasjärjestöt olivat huolissaan hyvinvoinnista ja turvallisuudestaan ja myös lastensa hyvinvoinnista ja päättivät kääriä hihat naapuristo, naapurustonsa muuttamaa, muutta, muutokseen saadakseen osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ylpeyttä kansalaisille. Oli tarkoitus tuoda vahvasti yhteisöt ja ihmiset yhteen jaetun kulttuuriperinnön muodossa. Ongelmana oli kuitenkin se, että oikeastaan perinteisessä mielessä tällaisella pohjoisella alueella ei ollut minkäänlaista yhteistä kulttuurista taustaa. Faron yleissopimuksen pääperiaatteet tulivat tässä avuksi ja sitä käytettiin perintö, perinnön luomiseen ja näin saatiin ihmiset äh, vastuuseen yhteisestä julkisesta tilastaan. Me pystyttiin uudelleen muokkaamaan kulttuuriperinnön käsitettä. Kyse ei äh, ollut enää perinteisestä muodosta, vaan asukkaita kehotettiin luomaan oma kulttuuriperinnön käsite. Aigaralas mm, niminen vesiputous, joka kulkee kautta tuon korttelin, on ollut ylpeyden ja yhteisen identiteetin rakentamisen pohjana. Ja Euroopan neuvosto on ollut tässä mukana. Se on tukenut paikallista työtä, osoittanut, että tästä voidaan saada positiivista taloudellista ja poliittista vaikutusta vaikutusta. Ja tämä todellakin sai sitten tulta alleen. Marsein kaupungin johtaja tuki tätä työtä liike-elämän edustajia saatiin mukaan ja sitten Hotel du Nordista tehtiin matkailu ja, ja paikallisen tuotannon myyntikeskus ja vastaavia aloitteita on saatu kautta Euroopan luotua. Mielestäni tämä on erinomainen esimerkki Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin uudesta kulttuuriperinnön lähestymistavasta. Tämä on nimenomaan muutoksen esimerkki, muutoksen voiman esimerkki näin voidaan sitten saada yhteiskunnallista ja taloudellista myönteistä toimintaa aikaan, voidaan vahvistaa yhteisöjä ja investoida demokratiaan. Tämä on esimerkki siitä, miten kansainvälinen yleissopimus oikeastaan voi yhteistyössä kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla tole, toimia käytännössä ja voidaan saada kansalaisyhteiskunta ja liike-elämä tähän mukaan. Ja siitä syystä Euroopan neuvoston ja komission välinen tukisopimus onkin oikein merkittävä. Se tarjoaa mahdollisuuksia viedä eteenpäin Faron perusperiaatteita ja luo sitten yhteisöjä ja naapuruussuhteita paremmiksi Euroopassa. Ja tällaisia, tässä ei ole kyse pelkästään rakennuksista tietenkään, vaan ihmisistä. Ei tietenkään voida sanoa, että tuo nord kortteli on täysin ongelmaton, mutta sillä on yhteinen tausta ja sitä, sen, siihen pohjautuen voidaan ratkoa ongelmia paremmin yhdessä tulevaisuudessakin ja näin tämä osoittaa demokratian parasta puolta. Kiitokset. Kiitos. Ja viimeinen puhuja Luka Jahjer Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Dear president Tajani, dear... Kiitos, puhemies. Hyvä puhemies Tajani, hyvä puheenjohtaja Kamerevert, hyvät panelistit. Minulla on suuri kunnia puhua täällä tänään ja kiitoksia tästä ystävällisestä kutsusta. Olin kovin vaikuttunut tämänpäiväisen kokouksen monimuotoisuudesta ja rikkaudesta. Haluaisin erityisesti kiittää taiteilijoita heidän inspiroivista puheenvuoroista. Kun minusta tuli talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja tämän vuoden huhtikuussa kaksi kuukautta sitten, nostin kulttuurin yhdeksi neljäksi prioriteettiasiaksi nuorison, kestävän kehityksen ja rauhan lisäksi. Pitkään jo ennen kuin Euroopan unionista tuli poliittinen hanke, Eurooppa oli olemassa. Se oli kulttuurialue, eh, joka eh, syntyi kauppiaiden, eh, uskonoppineiden, yliopistojen, akateemikkojen ja opiskelijoiden vaihdon kautta. He loivat mm, pohjan tämän päivän Euroopalle. Siksi olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään, tänä päivänä. Olen iloinen siitä, että Salamankan yliopisto äh, antaa Euroopan parlamentille kultamitalinsa ähm, arvostaakseen Euroopan integraation saavutusta. Euroopan historian konkreettinen esimerkki akateemisen ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä ja haluamme kiittää Euroopan parlamenttia sen avainroolista, kun se on tehnyt Euroopan kulttuuriperintövuodesta todellisuutta. Olemme iloisia voidessamme meidän prioriteettimme yhdistää tähän teemavuoteen. Näinä päivinä eurooppalaiset kansalaiset äh, kokoontuvat keskustelemaan siitä, miten digitalisoidussa Euroopassa kulttuuri voi kehittyä. Vuotuinen nuoriso äh, tapahtumamme keskittyi kulttuuriperintöön ja siinä rohkaisimme nuoria kertomaan eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudesta. Vuotuinen kansalaisyhteiskunta me annetaan tämän vuoden lopussa keskittyy kulttuuriperintöön ja eurooppalaisiin arvoihin. Talous- ja sosiaalikomita on myös se paikka, jossa äh, järjestäytynyt äh, yhteiskunta äh, kertoo näkemyksensä kulttuuriagendasta. Teemme myös lausunnon kulttuuriperinnöstä ja maaseutualueista. Miksi teemme tätä kaikkea? viimeisimmässä komission asiakirjassa innovaatioista ja kulttuuriperintötutkimuksessa on lause, joka on jäänyt huomiotta. Tuo lause sanoo, että kulttuurin hallinnollinen tunnistaminen riippuu eurooppalaisten huippupoliitikkojen mandaatista. On tendenssi korostaa kulttuurin merkitystä kauden lopuksi. Onko näin tälläkin kertaa? onko meistä tullut viisaita vai eikö meillä ole enää mitään hävittävää? Ei. Mm, todella toivon, että olemme tulleet todelliseen tienhaaraan, jossa Euroopan kansalaiset sanovat, että on todella tarpeen uudelleen perusta eurooppalainen hanke. Tämä oli myös Berliinin vetomuksen ajatus. Sen allekirjoitin viime perjantaina monien muiden panelistien kanssa. Kiitos Euroopan Ostran hienon aloitteen. Meidän kaikkien tulee hyödyntää sitä valtaisaa kulttuurin tarjoamaa potentiaalia luodaksemme uuden kestävän tulevaisuuden Euroopalle. Tämä on meidän renesanssimme. Kiitoksia. Thank you very much, Luca, also for the engagement. Kiitokset Luka sinullekin. Ja vielä sitten kuulemme Shin Kuuta. Hän on Unescon varajohtaja. Hyvä Antonio Tajani, parlamentin puhemies. Hyvä Petra Kamiveret, parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, hyvä Luka Jaye, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja, hyvät ministerit, komission jäsenet, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä puhun tässä Unescon pääjohtajan puolesta. On ilo ja kunnia saada täällä olla paikalla. Kulttuuriperintö on linkittää menneen ja tulevan yhteen. Kiitokset Euroopan parlamentille tästä äh, tapahtumasta. Kiitos myös Unescon kanssa tekemästänne pitkästä yhteistyöstä. Uskon, että tämä keskustelu on nyt äh, sekä maailmassa että Euroopassa nykytilanteessa hyvin tärkeä, kun kaikesta, kaikki on menossa entistä monimuotoisemmaksi ja meidän täytyy nyt nimenomaan korostaa tätä monimuotoisuutta luovuuden, vaurauden perusperiaatteena kulttuurinen monimuotoisuus ymmärretään muutenkin kuin pelkästään talouskasvuna, myös ihmisten kas- henkisenä kasvuna, ihmisinä ja siitä syystä My, nyt me kiinnitämme huomiota muukalaisvihaan ja rasismiin, jotka ovat suuria ongelmia. Tämä tiedon välittäminen ja kulttuuriperinnöstä perinnön vaaliminen ja yhteisten arvojen jakaminen on aivan elintärkeää. 350 000 eri kulttuuriperintökohdetta Euroopassa on. Eurooppa, Eurooppa on siis hyvin rikas kulttuurisesti ja meillä on vaikka kuinka paljon aineettoman henkisen kulttuurin teoksia, jotka ovat Unescon listalla aineettoman kulttuuriperinnön luettelo ihmiskunnan perin, perintölistalla ja se heijastelee vahvoja kulttuuri perinnön juuria Euroopassa. Tämä eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi on mahdollisuus eurooppalaista identiteettiä eh, taas mm, nostaa jalustalle ja sen tarjo- ta- se tarjoaa myös tulevaisuuden luovuudelle uutta inspiraatiota. UNESCO on tyytyväinen yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa, kun me monia eri hankkeita tämän vuoden aikana aiomme järjestää yhdessä varsinkin koulutushankkeita nuoria silmällä pitäen. Näiden hankkeiden sisään kuuluu se, että mm, lapset ja nuoret voivat Euroopan perintöä, perintöön tutustua ja nuoret ja kulttuuriperintö on yhtenä toisena hankkeena. Olen tyytyväinen saadessani teille kertoa, että marraskuussa UNESCO järjestää nuorten kulttuuriperintöfoorumin Kroatiassa ja sitä komissio ja Kroatian viranomaiset ovat kovasti tukeneet. Olen kiitollinen komission jäsen Mavracicille ja myös pääjohtajalle tuota kulttuuripääosastosta vahvasta yhteistyöstä vuosien ajan. Nämä hankkeet heijastelevat sekä Unescon että unionin vahvaa sitoutumista nuorten mukaanottamiseen ja voimaannuttamiseen kulttuuriperinnön kysymyksissä. Hyvät naiset ja herrat, tämän Euroopan teemavuoden aikana UNESCO on saanut ottaa käyttöön maailman kulttuur, eurooppalaisen kulttuuriperinnön verkkosivuston yhteistyössä Euroopan parlamentin ja komission kanssa. Tämä hanke liittyy maailman kulttuuriperintöjen reittiin. Se on otettu käyttöön vuonna 2016 ja tässä on mukana National Geographic ja tämä uusi alusta tähtää siihen, että eurooppalaiset maailman kulttuuriperintökohteet voivat heijastella tätä yhteistä taustaamme ja innostaa matkailijoita tuntemattomammissakin paikoissa käymään ja tarjoaa paremman tiedon ja käsityksen yhteisestä historiastamme. Se pohjautuu maailman perintöjärjestön 19 valtion väliseen yhteistyöhön ja toivomme, että tämä, tällä voitaisiin Euroopan unionin kanssa syventää yhteistyötä Unescon kanssa. Euroopan unioni, unioni, koulut, yliopistot, eri opetuslaitokset ja yksityissektori saadaan tähän mukaan. Tämä verkkosivusto lähtee liikkeelle Unescon vahvasta sitoutumisesta, mm, siitä, että kulttuuriperintöä täytyy suojata ja sitä täytyy suojata myös digitaalisin keinoin. Digitaalisen vallankumouksen pitää tukea ja suojella myös kulttuuriperintöä. Tämä vuosi 2018 on innovoinnin ja uusien toimien keskiössä. Näin me sitten saamme suojata kulttuuriperintöä, mutta myös tuoda sen elävämmäksi suojelemalla sitä ja näin voimme sitten saamme luovuutta aikaan. Ja näin me voimme sitten puhua elävästä kulttuuriperinnöstä, joka ohjautuu tulevaisuuteen myös. Monet kaupungit ovat jo tätä käyttäneet. Prosentti tästä taiteellisesta luovuudesta on tarkoitus taiteellista luovuutta siirtää myös tuleville sukupolville reilu miljardi ihmistä käy, ylittää maansa rajat matkaillessaan ja tämä luku nousee vuoteen 2030 mennessä. Euroopalla on poikkeuksellinen kulttuuriperintö ja Eurooppa voi käyttää hyväksi tätä matkailun halua, sitä, että halutaan uusia kokemuksia ja uusia tietoja ja Euroopan kulttuurinen perintö on myös Euroopan tulevaisuuden ytimessä. Merci beaucoup, monsieur Kuh. Kiitos paljon herra Ku teidän sitoumuksestanne ja teidän eh, erittäin miellyttävistä sanoista. Se on tärkeää meidän parlamentillemme tänä päivänä. Nyt voimme tehdä loppuyhteenvedon tästä päivästä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, kaikkia kutsuvieraita. Meillä on ollut täällä erittäin tärkeitä kulttuurihenkilöitä edustamassa Euroopan kulttuuria. Suurkiitos edustajille, euroedustajille, kaikille niille, jotka halusivat olla mukana tässä aktiivisesti osallistumassa paneeliin. Tämä oli varsin mielenkiintoinen päivä meille kaikille. Me lähetämme tästä vahvan viestin Euroopan parlamentilta koko Euroopalle. Puolustamme kulttuuriidentiteettiamme sen monimuotoisuudessa meidän unionissamme. Haluan kiittää kaikkia virkamiehiä Euroopan parlamentissa. Aivan ensiksi Magdalena Piorunia. From General Direction. Link pääosastolta. Hän on tehnyt lujasti työtä, mutta jotta nämä, tämä erittäin mielenkiintoinen tapahtuma on onnistunut näitä täydellisesti. Haluan kiittää myös kaikkia muita virkamiehiä DG Linkissä, DG Komissa, DG Ipolissa. Haluan kiittää myös valiokuntia, TRAN-valio, liikennevaliokuntaa, matkailuvaliokuntaa mukana olemisesta tässä tärkeässä tapahtumassa myös tulkista, tulkeille heidän yhteistyöstään. Kiitos kaikille. Tapaamme ensi kerralla. Kaikki yhdessä, kun puolustamme eurooppalaisten oikeuksia. Myös Euroopan parlamentti haluaa puolustaa meidän oikeuksia kulttuuriin. Haluan lisätä näiden kokousten määrää, mutta tarvitsemme siihen myös teidän sitoumustanne. Kiitos paljon.